meillä on esityslistalla yhteiskeskustelu pakolaisiin liittyvä hätäletila, ulkorajavalvonta ja Schengenin tulevaisuus. Niin ikään kansainvälisen palautumiskielon periaatteen noudattamista koskeva julkilausuma, Turkin pakolaisavun koordinointivälineen rahoitusta koskeva julkilausuma ja pakolaisiin ja maahanmuuttajien kohdistuva rasistisen vihan ja väkivallan lisääntymiseen Euroopassa liittyvä julkilausuma. Annan ensinnäkin puheenvuoron neuvostolle. Olkaa hyvä. Uh, uh, puhemies hyvä komission jäsen parlamentin jäsenet kiitoksia mahdollisuudesta saada keskustella kanssanne tänä iltapäivänä. Hankalin ongelma, joka EUlla on edessään, on se, että löydetään yhteisiä tehokkaita operatiivisia vastauksia tähän ongelmaan ja saadaan aikaiseksi luottamusta yhteiskuntiemme välillä ja kesken. Tässä maahanmuuttokriisissä, pakolaiskriisissä ja erityisesti EUn alueella. Vuonna 2015 yli 1,8 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa tuli Eurooppaan ja turvapaikkahakemuksia jätettiin yli 1,25 miljoonaa. Nähtiin hengen menetyksiä ja se ja ihmissalakuljetus ovat suuri tragedia, jota joudumme näkemään. Meidän tulisi tarjota suojaa henkilöille, jotka sitä tarvitsevat, mutta samalla ei voida kieltää sitä, että näin suuret maahanmuuttajamäärät aiheuttavat valtavaa painetta yhteiskunnillemme. Ja tämä on osoitus siitä, että emme hallitse näitä virtoja kyllin hyvin raja-alue, maat lähellä Balkanin aluetta ja Kreikkaa ovat joutuneet tässä suurimman paineen alle, eikä yksikään jäsenvaltio voi selvitä tästä yksin, vaan ainoastaan yhdistämällä voimamme, koordinoimalla tilannetta voimme saada tilanteen hallintaan. Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia kriisitoimenpiteitä ja kaikkien jäsenvaltioiden tulee kantaa vastuutaan. Olemme sanoneet tämän aikaisemminkin ja aika on nyt loppumassa. Meidän on parannettava tilanteen hallinta ennen kevättä, ennen kuin oletettavasti meriteitse tänne lähtee jälleen uusia maahanmuuttovirtoja ja he, me, heistä monet menettävät henkensä matkallaan. Tarvitaan keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia ja neuvosto ehdottaa, että lähdemme yhteisiin toimiin ja lähdemme myös korkean tason päätösten täytäntöönpanoon. Meidän täytyy vahvistaa ulkorajoja, me tehdä yhteistyötä Turkin kanssa ja vahvistaa, että, varmistaa se, että Turkin kanssa tehdyt sopimukset myös täytäntöönpannaan. Järjestelykeskusten ja rekisteröinnin ja palauttamisen on toimittava myös hyvin ja meidän on katsottava sopimuksia kolmansien maiden kanssa on ihmisiä, joilla ei ole oikeutta kansainvälisen suojan. He käyttävät järjestelmiämme väärin. Meidän täytyy myös alkaa toteuttaa sisäisen siirron järjestelmää. Hyviä asioita on. Tällä hetkellä meillä on järjestelykeskuksia. Italia on lisännyt kaksi uutta keskusta ja kolmaskin on pian valmis. Kaikki Alku toiminta tapahtuu järjestelykeskusten kautta, esimerkiksi rekisteröinti ja sormenjälkien ottaminen. Kreikassa on myös otettu lisäkeskuksia käyttöön. Pidämme hyvinä Kreikan ja Italian toimia, mutta meidän täytyy silti jatkaa ponnisteluja. Me ei ainoastaan näissä rajavaltioissa, vaan myös kaikissa muissa EUn jäsenvaltioissa. Ja meidän on tuettava niitä niin, että voidaan auttaa tässä myös väestönsuojelujärjestelmän tukemiseksi. Ja on lähdettävä tulla täytäntöönpanemaan sisäisen siirron järjestelmää. Jotkut jäsenvaltiot ovat onnistuneesti toteuttaneet tätä järjestelmää, mutta ainoastaan 400 henkilöä on siirretty sisäisesti ja ihmisiä on vielä paljon odottamassa. Ei voida hyväksyä sitä, että parlamentin ja neuvoston hyväksymä päätöksiä ei toteuteta kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän tulisi helpottaa Italian ja Kreikan painetta entisestään ja kaikki jäsenvaltiot pitää saada mukaan toimintaan. Ja nyt aloitamme kahdenväliset kuulemiset jäsenvaltioiden kanssa sellaisten, jotka eivät ole lähteneet toteuttamaan sisäisen siirron järjestelmää. Ja vielä tästä asiasta toteaisin, että Länsi-Balkanilla tähän liittyy valtavia humanitaarisia uhkia. Ihmisiä tulee edelleen paljon ja tarvitaan todella toimia, jotta voidaan välttyä ihmishenken menettä, menettämiseltä. On lähdettävä katsomaan tarkemmin, mitä ulkorajalla tapahtuu. Ja tällä hetkellä käymme tiiviitä keskusteluita näiden valtioiden kanssa, jotta voidaan välttyä humanitaarisilta kriiseiltä. Huippukokouksen jälkeen olemme täysin sitoutuneita täytäntöön panemaan toimia ja pitämään kiinni ja turvaamaan Schengenin rajavalvontaa. Haluamme, että maahanmuutta voidaan valvoa tällä tavalla. Ja neuvoston pyynnöstä liittyen komission rajapakettiin on tulossa nyt useita valmistelevia kokouksia neuvoston tasolla, jotta voidaan valmistella ehdotuksia. Tämä koskee erityisesti rajavalvonta- ja merivartiostoehdotuksia, Schengen-aluetta ja sitä, että katsotaan vapaan liikkuvuuden periaatetta. Työtä on jaettu neuvostossa niin, että täytäntöpano voidaan nopeuttaa. Ja voimme vahvistaa sen, että jäsenvaltiot ovat lähteneet rakentavaan keskusteluun, jotta tavoitteisiin voidaan päästä ja edistystä on tapahtunut. Sisäministerit keskustelivat tästä aiheesta Amsterdamissa epävirallisessa kokouksessaan viime viikolla ja 25. keskustelut jatkuvat. Haluamme varmistaa mahdollisimman hyvän yhteistyön parlamentin kanssa, koska olemme varmoja siitä, että meidän pitää saada mahdollisimman nopeasti konkreettisia tuloksia aikaan. Sitten Schengen. Kun otetaan huomioon se, kuinka paljon maahanmuuttajia on tullut viime kuukausina EU-hun, on johtanut siihen, että jotkut jäsenvaltiot, kuten Norja, Ruotsi, Saksa ja niin edelleen, ovat ottaneet väliaikaiset rajatarkastukset käyttöön. Tämä on Schengenin säännöstön mukaista ja tämän tulee olla kuitenkin väliaikaista. Schengen ilman sisärajoja voi toimia ainoastaan, jos ulkorajavalvonta toimii. Ja on lähdetty toteuttamaan neuvostokokouksen joulukuussa identifioimiin asioihin. Schengen on yksi suurimpia menestystarinoita koko Euroopan integraatiossa. Kansainvälinen palauttamiskielto on kansainvälisen pakolaislainsäädännön kulmakivi. On hyvä, että halusitte puuttua tähän asiaan. Tässä pitäisi viitata erityisesti 33 artiklan 28.7.51 Geneven sopimuksesta, eli siihen, että pakolaisia ei voi millään syyllä palauttaa sellaisiin maihin, joissa häntä, hänen voi kohdistua uskontoon, poliittiseen näkemykseen tai muun syyhyn liittyviä uhkia. Ja tämä on otettu täysin mukaan EUn säännöstöön. Perusoikeuskirja sen 18 artiklassa, jossa puhutaan äh, palautumiskielosta. puhuu juuri tästä. Sitten seutsopimuksen 78 artikla puhuu yhteisestä eurooppalaisesta pakolaisjärjestelmästä Geneven järjestelmän mukaisesti. Siinäkin palautumiskielto on mukana. EUn jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni näistä säännöistä ja palauttamiskieltoa on kansainvälisten velvoitteiden nojalla noudatettava. Kun katsotaan turvallisen lähtömaan periaatetta, tässä on toimittava viranomaisten kanssa ja katsottava, onko palauttamiskieltoon syitä. Me olemme laatimassa yhteistä luetteloa turvallisista lähtömaista. On myös muistettava, että Schengenin säännöstössä puhutaan pakolaisen oikeuksista ja siitä, että sitä on sekä EUn ulko- että sisärajoilla noudatettava. Ja vielä lopuksi, kun puhutaan palauttamispolitiikasta, sekin on tärkeä osa tasapainoista maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän tulee kiireellisesti kaikissa jäsenvaltioissa lähteä toteuttamaan palauttamispolitiikan sääntöjen mukaisesti. Haluamme toimia proaktiivisesti, konkreettisesti, tehokkaasti niin, että tässä todella päästään eteenpäin kuitenkin niin, että turvataan ihmisen koskemattomuus ja oikeudet ja pidetään kiinni palauttamiskielosta. Lähdemme tyytyväisenä katsomaan uutta komission ehdotusta, esimerkiksi Dublinin asetuksen uudelleen tarkastelua. Ja tässä on otettava tärkeimmät kysymykset huomioon, kuten palauttamiskielto. Eri toimin haluamme tehostaa jäsenvaltioiden pakolaispolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikkaa. Kaikilla EUn jäsenvaltioilla on yhteiset arvot ja meillä on velvoite ottaa arvokkaalla tavalla turvapaikanhakijat vastaan ilman syrjintää, jos henkilö pyytää kansainvälistä turvaa. Ja tätä me korostamme, kun puhumme eurooppalaisista arvoistamme. Neuvosto korostaa sitä, että näitä perusarvoja on kunnioitettava pakollisessa turvapaikkakysymyksissä prosessin kaikissa vaiheissa alusta loppuun asti. Ja perusoikeudet on, to, niiden on toteutettava maahanmuuttajien perusoikeudet ovat meille suuri huolenaihe, kun katsomme esimerkiksi vihan ilmauksia ja rasismia, jota olemme nähneet, ja tällaiset tuomitsemme. Meidän täytyy kuitenkin myös ymmärtää, että vain pieni väestön osa on vastuussa tällaisista iskuista monessa Euroopan maassa maahanmuuttajat otetaan, otetaan avosylin vastaan. Mutta näihin huolenaiheisiin pitää vastata oikealla tavalla. Väkivalta ei ole oikea vastaus. Viime lokakuussa ja joulukuussa sisäministerit keskustelivat tästä ja lähdettiin uusiin toimiin viharikoksissa ja maahanmuuttajien kohdistuvissa rikoksissa. Tässä voidaan tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, lainvalvontaviranomaisten ja uhrien välillä. Kaikilla alueilla tarvitaan toimintaa, mutta tässä pitää erityisesti katsoa maahanmuuttajia, koska heidän on usein vaikea kääntyä oikeiden tahojen puoleen joutuessaan tämänkaltaisten rikosten uhriksi. Meidän puheenjohtajakaudellamme aiomme katsoa aihetta. Järjestämme Euroopan neuvoston kanssa konferenssin, jossa käsitellään aihetta. Keskustelemme tästä myös neuvoston vuosittaisessa oikeusvaltioperiaatet käsittelevässä keskustelussa. Ja tähän kaikilla liittyy omat velvoitteensa maahanmuuttajilla, pakolaisilla, vastaanottomailla ja niin edelleen. Tätä on korostettava, koska yhteiskunnassa on noussut esiin monia huolenaiheita – Lokakuussa neuvosto päätti, että oikeusviranomaisten äh, tulee taata kaikissa prosessin vaiheissa se, että lasten oikeudet toteutuvat. Europol on ilmoittanut, että ainakin 10 000 yksin Eurooppaan tullutta lasta on kadonnut he ovat ehkä joutuneet kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden käsiin. Ja tämä on järkyttävä asia, johon on tartuttava. Tapauksia pitää tutkia, faktojen on oltava oikein. Tästä ei ole vielä keskusteltu neuvostossa, mutta jos tämä on totta, tämä on kuvottava ajatus. Lapset ovat kaikkein heikoin ihmisryhmä ja kun he liikkuvat yksin, rikollisjärjestöt voivat käyttää heitä hyväkseen. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä estääkseen tämän kaltaisen toiminnan. Ja vielä muutama sananen toimista Turkin kanssa ja pakolaisvälinen rahoittamisesta. Ehkä muistatte, että lokakuussa 2015 sovimme, että Turkille annetaan kolme miljardia euroa lisää, jotta voidaan tukea tilannetta Syyrian rajalla. Marraskuussa 2015 komissio hyväksyi päätöksen, jolla perustetaan Turkin pakolaisavun koordinointiväline, jota voidaan koordinoida pakolaisiin liittyviä toimia. Ja tähän tarvittaisiin kolme miljardia vuosina 2016-2017. Kaikkien ulkosuhdetoimien yhteissumma on noin 9 miljardia. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki muut ohjelmat kärsisivät. Jäsenvaltiot katsovat, miten ne voisivat rahoittaa tätä välinettä jopa kaksi osaa kokonaissummasta oman budjettinsa kautta. Tässä komissio on jo katsonut, miten vuosien 2016 2017 osuutta voitaisiin EU-budjetista rahoittaa. On katsottava välineen hallinnointia ja ehdollisuutta. Nämä asiat ovat tärkeitä, jotta voidaan todella taata se, että toimet, joihin EU lähtee rahoituksellisesti, todella tukevat pakolaisia ja heidän yhteisöjään. Me haluamme edesauttaa sitä, että väline otetaan pian tehokkaasti käyttöön ja kerromme parlamentille edistyksestä. Voit olla varmoja siitä, että me todella pyrimme nyt saamaan pyörät pyörimään. Tämä on kautemme tärkein asia. Päätöksiä on tehty. Nyt tärkeintä on, että niitä lähdetään myös toteuttamaan käytännössä. Kiitos. parole est maintenant M. Nyt puheenvuoron saa Avramopoulos, olkaa hyvä komissiosta. Um, Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi haluan kiittää siitä, että komissio on jälleen kerran tarjoutunut tilaisuus taas kerran eh, keskustella täysistunnossa pakolaisista, pakolaisuudesta ja sen haasteista nyt mitä no, pikemmin saamme sitten sovituksi solidaarisuuden ja jaetun taakan periaatteista, sen parempi koko unionille. Niin kauan kuin kaikki vain odottelevat, odottavat jonkun toisen tekevän ensimmäisen siirron. Ja niin kauan kuin että äh, jotkut äh, äh, toimivat ikään kuin asia poistuu päiväjärjestyksestä, jos vain sulkee silmät tarpeeksi pitkäksi ajaksi. Tuolloin asiat vain pahenevat entisestään. Jatkuva koordinoitu eurooppalainen lähestymistapa ja toiminta, jota toteutetaan rivakasti, on ainoa tapa edetä ensi viikolla ennen äh, huippukokousta Euroopan äh, komissio aikoo äh, pohtia Euroopan pakolaisagendan toimenpiteiden toteuttamisten priorisointia. Kun nyt on nähty todella huonoa ja vitkasta edistymistä ruohonjuuritasolla, on, on selvitettävä, mitä lähipäivinä ja lähiviikkoina todella pitää tehdä ensin, tai missä tärkeysjärjestyksessä. Näin tarjoamme sitten jäsenmaille ja kaikille muillekin sekä ulkoisille että sisäisille äh, politiikan päättäjille äh, sitten selkeän osviitan. Äh, ensinnäkin meidän ulkoisasiat pitää sopeuttaa ja mukauttaa toimintaamme yhdenmukaiseksi päästäksemme pureutumaan näihin synty, syntyjuuriin, salakuljetukseen ja köyhyyteen. Sitten myöskin mallina ihmisillä todellakaan ei ole oikeutta olla Euroopassa ollenkaan. Se pitää myöskin kitkeä. Sitten tietysti sisäisesti tehtävällistä on vielä paljon pitempi uudelleen sijoittaminen, palauttaminen, nämä järjestelykeskus, EASON, Frontexin toimet ja niiden tärkeysjärjestyksen järjestyksestä sopiminen tietysti etulinjan jäsenmaat pitää myöskin sitten ottaa mukaan tähän toimintaan ensisijaisina toimijoina. Mutta tämä äh, äh, laittomien, äh, laittomien siirtolaisten turva, tulva, joka edelleen vyöryy Kreikan yli ja sitä kautta sitten muualle Eurooppaan, se jatkuu yhtä voimakkaana kuin tähänkin asti. Komissio pyrkii kaikin tavoin normalisoimaan Schengen-toiminnot ja siinä sitten sen rinnalla tarkka- ja kaikkia muitakin vaihtoehtoja, joita toiminnan ratkaisemiseksi on avoinna. Tehtäköön selväksi, että tässä ei nyt olla Schengeniä lopettamassa ollenkaan, taikka irrottamassa joitakin jäsenmaita siitä sen yhteydessä. Olemme tänään kuulleet lehtitiedotteesta, miten dramatiisia lukuja on 2016 tammikuussa äh, Välimeren ylitti 13 kertaa äh, enemmän ihmisiä kuin vuosi sitten. 368 ihmistä on kuollut vain tämän ensimmäisen kuukauden aikana yksin. Toki paljon paljon enemmän saatiin pelastetuksi yhteisin ponnistuksin. Mutta jokainen menetetty elämä on yksi liikaa. Euroopan äh, humanitaarisen äh, tradin äh, perinne velvoittaa meidän ylpeästi pitävän sitä yllä myöskin kriisin aikoina. Elä, hengen pelastaminen ja, ja nämä elämän perusedellytysten edellytykset eivät ole asioita, joista voidaan neuvotella. Schengenin arviointikomitea on, on arvioinut Kreikan tilannetta se on toistaiseksi salaisessa, salassa pidettävää aineistoa, mutta se kuitenkin perustuu marraskuussa 2015 paikan päällä tehtyihin tarkastuksiin ja havaintoihin. Ja e, tämä <clears throat> nimenomaan painottui Kreikan ulkorajojen valvontaan ja olemme ottaneet opiksemme sen mainituista puutteista ja pyrkivät, pyrki, pyrimme niitä sitten tietysti myöskin korjaamaan. Komissio antaa edelleenkin tukea Ankalle. Se ei missään vaiheessa höllätä otettaan. Me ensinnäkin olemme tiivissä yhteistyössä Turkin kanssa, jotta saisimme hillityksi näitä siirtolaistulvia. Ja erityisesti EUn Turkin yhteisen toimintasuunnitelman periaatteita noudattamalla ja täytäntöön panemalla ensimmäiset Äh, äh, seikat, jotka äh, komissaari Timmermans sopi kruutsalaisten kanssa, pureutuivat nimenomaan siihen, millä tavalla saadaan ihmissalakuljetus aisoihin ja miten saadaan laitonta Eurooppaan tuloa hillityksi. <clears throat> Niin ikään kysymys on, että Turkin, Turkin työmarkkinoiden avaaminen osittain pakolaisille voisi edesauttaa asiaa Äh, äh, Turkin ja Kreikan viranomaisten kanssa komissio tekee tiivistä yhteistyötä. Meillä on olemassa olevat kahdenväliset sopimukset ja äh, niiden voimaantuloa edellytämme myöskin, Kreikan, myöskin Turkin ja EUn sopimuksen osalta aivan erityisesti. Jos ajattelemme niitä siirtolaisia, joilla ei ole oikeutta olla Euroopan unionin alueella, niiden, heidän kohtalonsa pitää myöskin hoitaa Kuten komissari Hahn on usein korostanut, äh, korostanut äh, että Turkki äh, on pyrkinyt hatunnoston arvoisesti hoitamaan nämä 2,7 miljoonaa Eurooppaan pyrkivää siirtolaista ja heidän asioitaan mahdollisimman hyvällä tavalla. Kolmen miljardin edestä on kuitenkin apua luvassa Turkille tänä ja ensi vuonna humanitaarisen ja muun avun ja muun pakolaisten elämän helpottamiseen tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi. Länsi-Balkanin reitin valvominen on ollut meidän avainkohteitamme olemme siinä yhteistyössä alueen maiden kanssa. No, siirtolaisille pitäisi aina suora mahdollisuus anoa kansainvälistä turvaa ja suojelua. Mutta jos päättävät olla näin tekemättä, tai jos käy ilmi, että he edes mitään suojaa tarvitse, heidät pitäisi reippaasti ja rivakasti palauttaa joko kauttakulkumaihin tai alkuperämaihin, lähtömaihin. Tämä tapahtukoon sitten tämän, tällaisen palauttamiskiellon ehdoin. Tämä äh, palauttaminenhan on äh, tietenkin sitten asia, jossa jokaisella äh, palautettavalla on tietyt omat oikeutensa, joita emme, emme voi rikkoa. Ja tämä ei kuitenkaan ole suinkaan ristiriidassa ylipäätänsä meidän pakolais- ja siirtolaispolitiikkamme kanssa, jossa sitten voidaan tehdä sellaisia päätöksiä nopeastikin, joissa esimerkiksi henkilöt, jotka eivät tarvitse kansainvälistä turvaa ja suojaa, voidaan palauttaa auttaa. Ja näin voimme sitten panostaa enemmän näiden todellisten pakolaisten auttamiseksi. Mutta ei tämä riitä meidän pitäisi tietysti edesauttaa tarpeessa olevien laillista, laillisen suojan saamista. Esimerkiksi mitä tulee heidän sijoittamisensa ja asuttamisensa, voimme luovasti ja riittävästi pyrkiä tarjoamaan turvaa ja suojaa näille eh, ihmisille, eh, jotka tänne tulevat, sitä vähemmän niille sitten heidän mm, tarvitsee turvautua laittomiin reitteihin ja erilaisiin eh, salakähmäisiin toimintiin. Näin pystytään maastin karsimaan sitten muukalaisvihaan perustuvaa, perustuvaa reaktiota ja rasismia pakolaisia ja siirtolaisia vastaan. Nämä nykyiset hiilakkaiset reaktiot eivät ole ollenkaan yllättäviä. Komissio nimittäin kylläkin ää, ää, <clears throat> tyrmää ja torjuu ihan ehdottomasti esimerkiksi Kölnissä ilmeisesti tapahtuneet sukupuolisiviilistä loukkaavat toimet naisia kohtaan nämä joukko ahdistelut, ne eivät tähän, tänne, tänne istu. Ne, jotka ihmiset pakenevat kauhuja, kauhuja omilta kotitanhuviltaan, ansaivat meidän kunnioituksemme. Äh, enemmän kuin kukaan muu. Äh, monenlaista suvaitsemattomuutta on ilmennyt eri, eri, eri äh, tavoin. Esimerkiksi on kannustettu muukalaisvihaa mielisiin, mielisiin toimiin, vaikkapa julkisella, julkisessa mediassa tai sosiaalisessa mediassa. Meidän pitää pyrkiä entistä tehokkaammin tällaiset toimet estämään ja torjumaan. Eurooppa nyt on ennenkuulumattoman vakavan kriisin keskellä meidän pitää löytää ratkaisuja omien arvojemme mukaisesti. Muussa tapauksessa me, me näemme, että Eurooppa taantuu taholle ja tasolle, jota ei kukaan ei koskaan enää olisi oikeastaan halunnut kokeakaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ryhmien puheenvuorot. Weber EPPstä viisi minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, neuvoston edustaja, komission jäsen. Haluaisin kiittää komissiota, koska aiheet, joita nyt käsitellään ja lainsäädäntöehdotukset ovat tulleet komissiolta todella nopeasti. Sopimus Turkin kanssa ja sopimus kolmansien maiden kanssa, kiintiöt, Frontexin toimet. Kaikki nämä asiat ovat tulleet komissiolta hyvin pikaisesti. Ajatuksia kyllä riittää. Hyvät kollegat, nyt Euroopan neuvostossa. Tilanne on jumissa osittain myös täällä parlamentissa. Tämä nähtiin tänään päivällä, kun kuulimme Viron presidenttiä, joka viittasi siihen, että solidarisuus Euroopassa on tärkeää, kaikkien tulee kantaa vastuunsa. Tuolloin aplodeerattiin. Ja sitten jälkeenpäin aplodeerattiin myös siitä, että hän, kun hän sanoi, että raja valvontaa on tehostettava. Eli vuoroin vasemmisto, vuoroin oikeisto osoitti suosiotaan. Ja tämä on nyt pattitilanne, josta pitää, saada, pitää päästä eteenpäin. Jos Syyriassa on nyt kuollut 250 000 ihmistä, heistä 40 000 lasta tässä sodassa, niin silloin tämän mantereen kaikkien osien on sanottava, että meidän on autettava. 16 miljoonaa ihmistä on paossa maailmassa. silloin kaikki voivat ymmärtää, että se, että avaamme ovemme ehdoitta, ei myöskään voi toimia, vaan tässä on toimittava järkevästi ja tästä Pattitilanteesta on päästävä eroon. Meidän on yhdistettävä voimamme ja katsottava, mitä on pelissä. Pelissä on paljon, esimerkiksi Schengen-kysymys. Totta kai, jos Eurooppa ei ole yksimielinen tässä asiassa, näemme entistä useampia maita, jotka toimivat niin kuin Tanska ja Ruotsi. Lähdetään sulkemaan rajoja. Ja siksi kyseessä on todella, todella paljon. Ja siksi meidän on päästävä nyt eroon tällaista jakolinjoista. Meidän täytyy muistaa, miten Eurooppa syntyi. Me ylitimme vastakkainasettelun ja löysimme tiemme yhteen. Nyt meillä on ollut kri- eurokriisiä, Olemme ratkaisseet sitä, olemme toimineet e, esimerkillisesti Pariisissa ilmastokysymyksessä voimme päästä eteenpäin, voimme, voimme saada sitä aikaan. Jos katsomme, mitä aikaisemmat poliittiset johtajat ovat saaneet aikaan, niin meidän täytyy sanoa nykyisille valtaa pitä, vallanpitäjille, että olisi historiallinen epäonnistuminen, jos emme löytäisi yhteistä suuntaa. Hyvät kollegat, EPP haluaa vastata kolmella tavalla näihin kysymyksiin. Ensinnäkin se, mistä jo puhuin, eli raja, rajojen turvaaminen. Tämä on asia, jota haluamme katsoa ja painottaa. Eli rajoja on valvottava ja sanottava ei myös silloin, kun ihminen ei ole oikeasti pakolainen, hänellä ei ole viisumia. Myös viranomaisten roolia on tehostettava. Jos Frontexin johtaja sanoo, että ei pysty hakemaan tietoa Kreikassa, koska lainsäädännössä sanotaan, että alueella ei voida käyttää Schengenin järjestelmää, niin silloin tietosuoja on kyllä mennyt liian pitkälle. Me tarvitsemme luottamusta viranomaisiimme Tietosuojalla on tarkoitus suojella kansalaisiamme, mutta ei rikollisia. Ja vielä lopuksi. Me emme hyväksy minkään näköistä väkivaltaa. Tämä koskee myös pakolaisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä on selvää. Ihmiset tulevat kuitenkin sota-alueelta tänne hakemaan suojaa ja silloin heiltä odotetaan sitä, että he hyväksyvät vastaanottamaan lait ja kulttuurin. Tämä ei ole liikaa vaadittu. Ja jos joku ei näin tee vastaanottomaassa, silloin hän pitää lähteä uudelleen pois maasta. Tänään nämä ovat asioita, jotka on tehtävä selväksi kansalaisillemme. Grazie, Presidente. Seuraavaksi Pittela. Kiitoksia puhemies. Nyt täytyy realistisesti ja huolestuneena todeta, että nyt Euroopassa ää, ää, tuulee, tuul, tuulevat pahat tuulet. Meillä on uusi, uusi natsismi ja ää, Saksan tapahtumat viime päivinä, ää, poliitikkojen vastuuttomuus. Ää, kaikki tämä osoittaa meille, että Eurooppaa piinaa viru, virustauti, pelon tauti. Me, ei, me emme voi käyttää sen enempää keppiä kuin porkkanaakaan, kun me puhumme pakolaisista. Tässä on kyse henkilöistä, jotka pakenevat vaaraa ja sotaa. Tässä on puhuttu Schengenistä ja humanitaarisesta avusta ja ihmiselämän kunnioituksesta. Ja tässä salissa me emme voi enää puhua ainoastaan laista ja lainsää, la, laista ja lainsäädännöstä, vaan meidän täytyy puhua arvoista, koska me olemme ennen kaikkea arvojen yhteisö. Jos ei ole arvoja, ei ole enää tätä yhteisöäkään, eikä ole enää järkeä olla edes pitää hengissä näitä instituutioita, koska me instituutioina meidän täytyy nimenomaan ylläpitää näitä eurooppalaisia arvoja. Ja kun ajatellaan ministerin ja komission sanoja, kun he puhuivat tuhansista ja tuhansista lapsista, niin kyllä meidän täytyy ajatella sitä, niitä, niitä vaaroja, joita, jotka pakolaisia uhkaavat. Nyt me elämme pelossa tässä inhottavassa pelossa ja kun komissio tekee ehdotuksia, niin kyllähän me olemme tietenkin yhtä mieltä siitä, että täytyy valvoa rajoja, että täytyy tunnistaa henkilöitä ja niin edespäin. Meidän täytyy myös pohtia sitä, mikä estää järjestelmän toimimista, mutta se tärkein asia, joka estää järjestelmän toimimista, on pelko ja sitä ruokitaan ja sitä mm, lietsotaan. Tämä on meidän kaikkein suurin pelkomme se, että Euroopan unioni, joka on arvojen yhteisö, ra, ra, rapistuu. Arvo, arvojen teema on kaikkein tärkein, siitä meidän täytyy, niistä meidän täytyy pitää kiinni. Ja hyvä kollega Weber, jos me emme tätä, jos me emme terota hallinnoillemme ja pääkaupungillemme ja johtajillemme, että ei pidä antautua tähän pelkoon, niin mikä ne toimi? Järjestelmä voi toimia, eikä tässä ole kyse mistään hallasta pahasta, joka kestää muutaman kuukauden. Ei, tässä on kyse ilmiöstä, joka kestää ja tulee kestämään kaikkialla Euroopassa, olipa kyse Suomesta tai mistä tahansa muusta maasta. Jos me emme tätä ymmärrä, niin me epäonnistumme. Meidän täytyy myös meidän täytyy pitää huoli siitä, että me pidämme kiinni yhteisistä arvoistamme, jotka me jaamme. Muuten meillä ei enää ole Euroopan unionia. E kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Kamal, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt Starbucks taas kerran keskustellaan pakolaisuus, pakolaiskriisistä. Tämä on uusi kausi ja vuoden aika koittaa. Yleisesti kevät on mielletty toiveikuuden ajajaksoksi, mutta nyt se ei sitä suinkaan sitä ole. Välimerellä on äh, kriisi, joka on yltänyt historiallisiin mittasuhteisiin. <clears throat> Tämä kriisi koskettaa kaikkia kaikista maista. Tässä, jos ehdotetaan, että tätä EU, EU, e kaikki, kaiken raja, rajavalvonnan äh, hoteisiinsa ja sulkee yksinkertaisesti rajat, Silloin tulee Euroopasta tällainen lennoitus. Forsautetieto on äh, varoittanut äh, mediaita, että hän aikoo siteerata minun, minun äh, ryhmäni edustajan kommentteja. Me olemme näitä, näitä käsitelleet ja me keskustellaan myöskin tässä iltapäivän mittaan siitä, mutta minä ärsyttää se, että politiikan varjolla käyttänyt tällaista loanheittoa kilpailua. Kriisi, kriisi on päällänsä. Meillä on enää kuu vuosia tai kuukausiakaan edes aikaa auttaa näitä. Ainoastaan muutama viikko, jotta, jotta todellakin sitten turvaamme sekä pakolaisten että kansala, kansalaistemme elämän tasapuolisesti ja oikeudenmukaisella tavalla. Schengenin sopimus sanotaan, että EUn rajoja tulee valvoa ja suojata ja turvata. Jos ei näin onnistu jäsenmailta, jos ei tämä onnistu jäsenmailta, sitten pitää turvata Frontexin apuun taikka muiden. Mutta tehtäkään selväksi, että jos ei voi noudattaa sääntöjä, joihin on sitoutunut Dublinin yleissopimuksen, tokko on sitten yllättävää, että, että sinua, sinut halutaan poistua koko pelipöydästä. Jos e- edellytetään tietenkin sitä, että EU, ulko, ulkopuoliset maat noudattavat sopimusta. Miten me voimme varmistaa, että Turkki todellakin äh, ottaa vakavissaan tämän kauttakulkumaan roolinsa? Entäpä sellaiset maat kuin Pakistan, joka on allekirjoittanut tämän takaisin sopimukset? ja välttelee nyt vastuutaan. Kannattaa myöskin ottaa tiukempi ote näitä vaita kohtaan, jotka nyt välttelevät vastuunkantoa. Dublinissa todetaan, että sopimuksessa todetaan, että ensimmäinen turvallinen maa, missä ihmiset sitten näitä, tätä turvapaikkaoikeutta anovat, jää sitten sinne. Mutta tämä ei nyt ole toiminut, koska Yksi, y, yksi maa on, on pitänyt ovensa apposen avoinna kaikille, jotka vain tavoittavat parempaa elämää. Äh, Dublin ei pitää kokonaan uudelleen kirjoittaa. Sitten se, siihen ei ole tarvetta. Se pitää vain saada toimimaan paremmin. Ja varmistaa myöskin se sitten, että ne ihmiset, jotka sitten näissä maissa ovat, sitten annavat turvapaikkaa ja sitten, jos se myönnä, saavat sitten asiallisen elämän siinä siellä. Pitää kuitenkin katsoa, että, että pakolaiset ovat sen tavoin tarpeessa. Katsotaan myöskin sitten niitä, eh, että mihin maihin voidaan sitten nämä pakolaisia sijoittaa. Eivät kaikki siihen kykene sijoitettakoon ne sitten sinne, jossa, sellaisiin maihin, jotka pystyvät ne vastaanottamaan. Tietenkin, ää, eh, toki niin, mailla on oikeus kantaa huolta rajansa turvallisuutta, ei se edellytä oikeutta heitä vain pesemään kätensä kaikesta ja antaa heittää pallon naapureille. EU-sahan meillä on aina tilaa kyllä suurille puheille ja lupauksille, mutta nyt tarvitaan pragmatismia ja toimintaa, toimia, toimia, joilla sitten lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja toimia, jotka todellakin sitten osoittavat riittävää poliittista tahtoa. Kannattaa uusia sääntöjä keksiä, kannattaa panna täytäntöön ne säännöt, jotka meillä vielä on, ja tämä tapahtukoon yhteistyössä ja keskittykäämme siihen, että, että autamme niitä, jotka todellakin pakenevat todellista ja oikeaa vainoa ja tehkäämme heidän elämänsä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä siedettäväksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ferostat. Uh, uh, Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää ministeri Kundersia hän Siis korjasitte sitä, mitä teidän puoluejäsenenne Samson on sanonut, mikä on suunnitelma häneltä tuli, mutta te puhuitte tämän vastaisesti ja olen tästä tyytyväinen. Te puolustitte palauttamiskieltoa ja samoin sitä, että jokaisella pakolaisella, joka tänne tulee, mm, häntä on kohdeltava yksilöllisesti eikä mitään joukko palautukseen voida toteuttaa. Kiitos tästä. Herra Kamal hyökkäsitte minua vastaan jo ennen kuin edes avan, avasin suutani, mutta no, se mitä sanotte, olen hieman pettynyt siihen, koska se, mitä EFDn puheenjohtaja sanoi, on järkyttävää. Se on häpeällistä Euroopan unionille. Eli että keinolla millä hyvänsä pysäytetään pakolliset. No, meidän, teidän on nyt todella tuomittava tämä EFDn lausuma. Se teidän on tehtävä. Ja kolmas asia, hyvä Avramopoulos ja Konders koskee sisältöä. Olemme mielestäni nyt menossa väärän suuntaan. Ongelmat eivät ratkea tällä tavoin, koska tämä suunnitelma ei toimi. No, komissio sanoi, että Kreikka edistyy. No katsokaa komission omaa arviota. Pari-kolme päivää sitten viime viikolla komissiolta saatiin rajavalvontaa koskeva analyysi Turkin rajalta. No se ei toimi. Ihmisiä ei rekisteröidä. Siellä on tuhansia pakolaisia. Europol on katsonut tilannetta. Ihmiset ovat heikoissa olosuhteissa ja rajavalvonta ei toimi. Me, meidän ehdotuksemme on hyvin yksinkertainen. 78 artiklaa on käytettävä sopimuksesta. Siinä annetaan mahdollisuus lähteä hätätoimenpiteisiin, vastata pikaisella tavalla rajalla ja lähettää ihmisen yli. Euroopan on tässä toimittava. Ei riitä, että sanotaan, että te annamme suosituksia Kreikan hallitukselle. No kolmen kuukauden kuluttua Kreikkaan tulee taas 300 000 pakolaista lisää. Tämä ei toimi. Kantakaa vastuuta. Soveltakaa 78 artiklaa. Se päätös voidaan tehdä välittömästi 18. helmikuuta neuvostossa määrä enemmistöllä. Tehkää tämä päätös. Se on paljon tärkeämpi päätös kuin mikään pyyntö Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta. Teidän on lähdettävä tähän. Jos ette näin tee, tilanne kärjistyy entisestään. Eurooppa järjestää vastaanottokeskuksen yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa. No Kreikka sanoo, että näin menetetään riippumattomuutta, mutta ei, se, siinä, ei tässä ole kyse vain Kreikan riippumattomuudesta. Ja 18. päivä. Neuvoston ja komission on tehtävä päätös, jotta pakolaisleireissä voidaan parantaa olosuhteita. Ihmiset elävät muutamalla eurolla viikossa. Miten seitsemällä dollarilla kuukaudessa voisi maksaa vaatteistaan ja ruoastaan? Sen sijaan, että annettaisiin kolme miljardia euroa Erdoganille, suunnatkaa nämä rahat näihin vastuuntokeskuksiin. Jos ihmiset saisivat vaikkapa 70, 80, 200 euroa kuussa per perhe, niin he pystyvät hoitamaan asiansa. Eihän ihmisillä ole rahaa, varoja maksaa majoituksestaan tai ravinnostaan, kun he tulevat Eurooppaan. Eli käyttäkää nämä kolme miljardia ei Kreikan hallitukselle, vaan siihen, että autetaan ihmisiä Turkissa, pakolaisleireillä, samoin Jordaniassa ja Libanonissa, jos mahdollista. Nämä ovat nämä kaksi keskeistä päätöstä. Nyt ei voida enää odottaa uutta huippukokousta nyt 18. päivä. Todella on 11 hetki toimia, muuttaa kriisin suuntaa. Eurooppa voi toimia. Älkää, älkää katsoko tässä jäsenvaltioita. Ne tekevät mahdollisimman vähän, lähtevät sulkemaan rajoja, muuttavat pakolaislainsäädäntöä. Tässä Euroopan täytyy osoittaa, että me pystymme hoitamaan asian. Au nom de la GUE,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 pakola, pakolaiset siellä ovat siellä jo saaneet hyvin ristiriitaisen vastaanoton esimerkiksi vaikka Münchenin vasta, pää, rautatieasemansa herra Kamal toteaa, että, että, että, että pakolaiskriisissä on Äh, kysymys siitä, että, että otetaan vastaan asianomaisesti, asianmukaisesti näillä äh, rautatieasemalla, kuten esimerkiksi juuri Kööpenhaminassa mm, äh, ei tapahtunut. Halutaan, halutaan tietysti sopistaa tätä Schengen, Schengen-aluetta ja, ja tällainen pienempi Schengen olisi myöskin sitten avoin demokratialle ja pakolaisille ja jossa, jonka puutteessa perittäisiin myöskin, voitaisiin myöskin talouselämää harjoittaa. Pakolaiskriisi uhkaa nyt Euroopan vakautta, se on katastrofi Euroopalle hallitsematona, jos esimerkiksi komissio päätti syksyllä, että, että taso, tuhan, tuhannet pakolaiset pitäisi uudelleen sijoittaa. ne ja sata on onnistuttu nyt sitten sijoittamaan uudelleen Euroopan sisällä. Siis tämä ei toimi ollenkaan. Tietenkin Kreikka on ottanut merkittäviä edistysaskelia. Jos ajatellaan vaikkapa tilannetta marraskuussa ja marraskuusta arviointia, sen jälkeen on jo tapahtunut paljon me, nämä velvoitteet sitten olemme pyrkineet täyttämään, mitä komissio, mitä meidän kontollamme on sitten langennut neuvostolle ja komissiolle on, voinut todeta, että me olemme valmiit edelleen ottamaan erityiskelä. Tämähän on e- euro, eurooppalainen ongelma, ei mikään italialainen eikä kreikkalainen pelkästään. Me tarvitsemme yhteis, yhteisin voiminta äh, taistelua tätä mukala, mukalaisvihaa esimerkiksi tätä vastaan. Hyvät naiset herrat, arvon kollegat, ottaisin esiin jotakin myönteistä ei pelkästään kotopuolessani Saksassa vaan, ja omalla alueellani, vaan myös Kreikan saaristossa, Unkarissa, Tukholmassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Tuhannet ja tuhannet kansalaiset tekevät vapaaehtoista työtä ratkaistaakseen tämän niin kutsutun pakolaiskriisin. Eli aluksi syyskuussa Merkel teki päätöksen ja tämä mielestäni johti siihen, että syntyi tällainen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta. He tekevät työtään tietäen, herra Weber, että ongelmia on, ristiriitaisuuksia on, mutta he tekevät työtä, koska he haluavat ratkaista nämä haasteet. He todella siirtävät vuoria, eivät alistu. Ja se ilmiö, jota näin, joka on mielestäni painavampaa keskustelusta toisen, on se, että tämä kansalaisyhteiskunta saa ilman minkäänlaista paatosta aikaan todella paljon. Ja poliittinen, paatoksellinen keskustelu jumittaa erityisesti Euroopan neuvosto ja tämä on kansalaisyhteiskunnan mielestä aika järkyttävää. Euroopan neuvosto on entistä enemmän sellainen elin, jossa haetaan vastuuta paosta, aivan väärästä paikasta. Ja tämä kansalaisyhteiskunnan tekemä työ on päivästä toiseen vaikeampaa. Hyvät naiset ja herrat, viime syyskuinen Angela Merkelin päätös oli meille kaikille aika yllättävä. Tämä on yksi asia. Mutta toinen asia on, että päätös aloitti EU:ssa sellaisen vaiheen, jossa emme enää puutu todellisiin ongelmiin ja kriiseihin, vaan katsomme toisaalle. Eivät nämä kriisit ympärillämme Euroopan ulkopuolella häivy ja häviä mihinkään emme voi tietää, kuinka kauan Syyrian kriisi ja verenvuodatus jatkuu. Ja siksi on tärkeää, että me eurooppalaiset alamme katsoa ongelmia pitkällä aikavälillä, emme tarttuisi niihin enää vain akuutisti. Ryhmäni todella peräänkuuluttaa neuvostolta sitä, että se keskittyy neljään perustavanlaatuiseen askeleeseen ja saa näin tuloksia aikaan niin, että sanat vastaavat tekoja. Meidän täytyy yhtäältä vakuuttaa Euroopan kansalaiset ja toisaalta ne ihmiset, jotka lähtevät kriisejä pakoon Euroopan ulkopuolelta. Nämä laajat uudelleensijoittamisjärjestelmät yhdessä YK kanssa ovat toimia, jotka eivät saa jäädä enää pelkäksi sanahelinäksi, vaan joissa on todella päästävä eteenpäin. Olemme vakuuttuneita siitä, että investoinnit, joista keskustellaan Turkin kanssa, niiden tulisi olla vieläkin avokätisempiä. Ja se, mitä Verhofstadt sanoi, menee oikeaan suuntaan. Emme me voi vain pitää pakolaisia juuri ja juuri hengissä, vaan he, heille pitää mahdollistaa elämä siellä, mihin he pakenevat. Jos tässä ei onnistuta, silloin lähtökohtaisesti mennään täysin metsään. Olemme vakuuttuneita siitä, että pakolaisten sisäiset siirrot Euroopassa pitää vihdoin toteuttaa solidaarisesti ja odotamme tässä eteenpäin pääsyä neuvoston kanssa. Ja vielä neljäs kohta, niin se koskee rajoja. Mekin puolamme sitä, että rajoja hallinnoidaan entistä paremmin. Mekin puolamme sitä, että Kreikassa yhdessä kreikkalaisten kanssa kannetaan eurooppalaista vastuuta, mutta tiedämme, että nämä ulkorajat eivät voi olla hermeettisesti suljettuja. Olemme pöyristyneitä siitä, että keskustellaan siitä, että voidaan määrätä ampumaan ihmisiä. Tällaista keskustelua käydään Saksassa. Ja se, mitä oikeiston puolella vaaditaan pakolaiskeskustelussa, sitä pyritään käyttämään eurooppalaisen integraation tuhoamiseen. Rajojen Rajat ovat joskus merkinneet sotaa. Ja jos lähdemme tällaisiin toimiin, me palaamme jälleen järkyttäviin tapahtumiin viime vuosisadalla. Tähän Euroopan unionin pitää kiinnittää huomiota. Kiitos. Kaikki ovat nyt vähän ylittäneet puheaikansa. Täytyisi pitäytyä puheenjohtaja Ferrara, EFDD. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Siirtolaisvirtojen eurooppalainen hallintapolitiikka on täysin epäonnistunut. Esimerkiksi pitäisi tässä todella toimia, jotta koko EU voisi selvitä. Lisäksi tähän tarvitaan solidaarisuutta kansallisen egoismin sijaan. Täytyy me emme ikinä puhu syistä, varsinaisista syistä, vaan aina vain seurauksista. Mitkä syyt tähän ovat? Jotkut jäsenvaltiot luovat näitä ongelmia, tukevat sotia myymällä esimerkiksi aseita näihin lähtömaihin. Ja toisaalta sitten yritetään estää siirtolaisvirtoja tulemasta sulkemalla rajoja. No, kuten Pitellakin totesi, niin teillä on tietyt arvot, mutta esimerkiksi Italian hallitus ei ole pystynyt lopettamaan asekauppaa Saudi-Arabiaan. Sieltä sinne menevät eteenpäin Syyriaan. Ja nyt sitten kuitenkin ehdotetaan jonkinlaista ratkaisua tähän maahan, kun taas toisista maista aseita virtaa. Eli ei tähän ole mitään kovin todennäköisiä ratkaisuja. Tämä on melko perversi tilanne. Tässä puuttuu todellakin halua, tahtoa. Ja useimmiten monikansallisten yritysten etu menee perusoikeuksien suojelun edelle. Pitäisi ajatella inhimillisiä asioita, sitä miten kansalaisia suojellaan. Tämä tehdään Schengenin kautta. Yle julkista etua, mutta ja nyt on lähdetty vahingoittamaan koko sisämarkkinoita. Äh, Täällä on tällainen äh, minisengen Pohjois-Euroopassa. Ja sitten voidaan antaa kolme miljardia Turkille. Ja tällöin me siirrämme tavallaan EUn rajojen ulkopuolelle tämän koko vastuun. Cinque Stelle jatkaa samalla linjalla kuin tähän asti. Asekauppa seis energia- ja talouspolitiikka kuntoon, Dublinin yleissopimuksen uudistaminen, kaikkien kansalaisten oikeuksien suojelu. Me tarvitsemme tähän todellakin vaikutusta. Edustaja Mayer, ENF. Kiitoksia puhemies. puhemies. Eurooppaan tulee valtavia määriä maahanmuuttajia ja vaarantavat meidän, meidän yhteiskuntamme ja kulttuurimme, kuten myöskin vapautemme. Meidän täytyy maksaa tästä, koska meillä on unelmana Euroopan unioni ilman rajoja. Kuitenkin tämä on aiheuttanut täyden painajaisen. Tavaroiden ja henkilöiden vapaa liikkuvuus on muuttunut kalasnikovien ja terroristien vapaaksi liikkuvuudeksi. Meidän täytyy katsoa sitä, miten heille annetaan ilmaisia asuntoja ja ilmaista rahaa. Meidän täytyisi toimia nimenomaan, jotta Eurooppa ei menehtyisi. Meidän täytyisi herätä, Schengen on mennyt konkurssiin, Euroopan unioni on täysin fiasko. Kuunnelkaamme kansalaisia, jotka ovat nyt kyllästyneet tähän politiikkaan. ministeri Kundes, joka täällä on paikalla tänään, suojelkaa hollantilaisia, suojelkaa meidän tulevaisuuttamme, suojelkaa meidän turvallisuuttamme. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, muuttovirtojen suuri määrä, sen syyt tiedetään. Ensinnäkin se johtuu siitä, että länsimaat, kuten Yhdysvallat ja muut, ovat suorastaan juosseet kilpaa Libyaan, Syyriaan ja muihin lähi maihin. Tietty poliittinen taho jatkuvasti ideologisten tai poliittisten syiden takia haluaa houkutella lisää maahanmuuttajia. Ja rouva Merkeliä on tässä kuullut. Äsken herra Pitella ja rouva Harms äh, pitivät todella liikuttavat puheet, mutta Pitella ja Harms, jos he nyt menevät omiin maihinsa ja näkevät äh, maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet luvatta heidän kotiinsa, niin varmaankin he molemmat soittavat poliisille ja lukitsevat kahdella lukolla ovensa sen jälkeen. Eli tämä on nyt myös tällaista EUn pelkuruutta. Aina sanotaan, että tässä vain puhutaan verbaalisesta puolesta ja niin, sellaiset ihmiset, joilla ei ole oikeus tulla saada pakolaisasemaa. No kyllä me kaikki tiedämme. Tällaisten ihmisten täytyy mennä omiin kotiin. Oi, miten mielenkiintoinen asia. Omassa maassani Ranskassa esimerkiksi on todistettu yksi korkeimmista elimistä, eli tilintarkastustuomioistuin, on kertonut, että 95 prosenttia pakolaisten turvapaikkahakemuksista oli haettu ja vaikka olisi pitänyt palauttaa heidät, niin he silti jäivät Ranskan. Ja kun Ranskan ja Belgian rajalle nämä, sitten, nämä henkilöt vietiin, palautettiin, niin he, he palasivat seuraavana päivänä takaisin, vaikka heidät oli selväsanaisesti karkotettu. Eli nyt aivan selvästi Tämä ei ole Geneven 30, yleissopimuksen 33 artiklan tai unionin perusoikeuskirjan 19 artiklan vastaista, vaan kyse on nyt taloudellisista syistä pitää palauttaa nämä henkilöt. Presidenta, hoy podría repetir el mismo discurso que dije. En toistaa samaa puhetta, joka on pidetty aikaisemmin kuukausina. Me olemme parlamentti, joka on jäänyt ajan loukkuun tänään on enemmän kuoleita kuin joulukuussa, marraskuussa, lokakuussa tai syyskuussa. Toinen asia on eri tavalla. On pyrkinyt tulemaan enemmän ihmisiä yli meren, yli 30 000, mutta tänäänkään me emme pysty ratkaisemaan mitään. Kansalaiset alkavat pohtia, että me pystymme vain puhumaan ja emme, me vain toistamme itsemme, emmekä tee mitään. Toistaminen ei ole puhumista, on paljon tehtävää. On, on valtavasti tehtävää, joita on viety päätökseen. Me olemme vieläkään saaneet käyttöön uutta eurooppalaista raja virastoa. Emme vielä tiedä, miten rahoittaa sitä, niitä rahoja, jotka voidaan antaa Turkille. Ja ilman Turkkia me emme pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Meillä vieläkään ole yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Me poistamme rajat kansakuntien väliltä, mutta meillä on edelleenkin 24 erilaista maahanmuuttopolitiikkaa. Me emme ole vieläkään katsoneet sitä, että ne, jotka jakavat meidän oikeutemme ja tehneet, olisi myöskin kantaa meidän velvoittu, velvoitteemme ja arvomme ja meidän suvaitsemaisuutemme, ja että hänen täytyisi myöskin hyväksyä se, että meillä on sukupuolten, sukupuolten välinen tasa-arvo. On paljon tehtävää täytyy katsoa myöskin eh, se tapa kiinnittää huomiota näihin eh, seurauksiin, joita tällä ongelmalla sillä oli merkitystä, jos emme puutu syihin. Ei ole totta, että eh, Ranskalla, Saksalla ja Belgialla ei olisi rajoja. Ne rajat ovat olemassa, ne ovat Kreikassa. Saksan raja valvoo Kreikan poliisi. Meidän täytyy pystyä ymmärtämään, että meidän kaikkien täytyy pystyä ratkaisemaan asiat kaikki yhdessä, koska muuten vedetään yksityisiä rajoja. Ei ne, jotka tulevat ylimeren, he eivät tulevan pelkästään etsimään tänne meidän elämäntapaamme, he pakenevat kuolemaa, he pakenevat sotaa, ja miljoonat ihmiset ovat kohdanneet kuoleman, ja monet miljoonat ihmiset etsivät pelastusta. E-, Eurooppa ei ole epäonnistunut, tähän vakuutuspolitiikassa on sellaisia, on katunut poliitikkoihin, jotka eivät ole valmiita antamaan apua. Joten täytyisi ratkaista tämä ongelma sellaisena se on, tai sitten eh, tästä syystä Eurooppa päätyy populistien käsiin. Edustaja Gonzales Pons, hyväksyttekö sinisen kortin? Selvä. 30 sekuntia. Don't you think that... Uh, Ettekö ole sitä mieltä, että Euroopan kansalaiset odottavat Euroopan unionin toimielinten tekevän päätökset loppujen lopuksi ei pelkästään, että puhutaan ja puhutaan, kun otetaan huomioon, että kyseessä on maahanmuuttokriisi. Eikö teidän mielestänne meidän toimielintemme tulisi kääntyä myös muslimia arabimaiden puolten, persialahden maiden puolen, joiden pitäisi myös ottaa vastaan maahanmuuttajia, sillä hän kuuluvat myös heidän maailmaansa. Hyvä kollega, uskon, että Euroopan toiminto, tuomioistuimet ovat tehneet päätöksiä. Jäsenvaltiot eivät vain sovella näitä päätöksiä. Se, että on pakolainen, ei ole mikään valinta. Se on kohtalo silloin, kun ei ole mitään valinnan vaihtoehtoja. Minä uskon, että komissio on ymmärtänyt tämän aivan hyvin alusta lähtien. Madame Fajon, pour une minute. Edustaja Fajon, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Yhä useampi eurooppalainen pelkää sitä, että maahanmuuttokriisi ja yli 2000 maahanmuuttajaa, joka tulee Eurooppaan päivittäin. Minkälainen lähestymistapa meillä on sitten näille kauttakulkualueille epävakaalla länsi alueella Slovenia läpi ja eteenpäin? Viisi järjestelykeskusta Kreikassa, josta vain yksi toimii palautusmekanismit ja siirtomekanismit eivät toimi, kuten eivät myöskään toimintasuunnitelmat Turkin kanssa. Vaikka meillä on päätöslausema Syyrian varalle, emme voi olettaa saavamme rauhaa aikaiseksi huomenna. Europolin äskettäinen kertomus toteaa, että ei ole varmaa mihin 10 000 alaikäistä lasta on hävinnyt. Puolet näistä Italiassa 10 tuhannet Ruotsissa. Ja kysymys on todellakin lapsista. Meidän täytyy toimia välittömästi. Eurooppa ei ole se, joka on vastuulla pelkästään maahanmuuttokriisi on. Kysymys on pelkästään näistä luvuista. 1,5 miljoonaa maahanmuuttajaa 500, 500 miljoonan väestöisessä alueessa. Kyllä tämä on ihan hallinnoitavissa Olemme nähneet Euroopan uuden kasvot, uudet kasvot, jotka olivat erittäin avoimet. Nyt tuo Eurooppa on sulkemassa oviaan kansallisen egoismin vuoksi. Edustaja Kirkhope, kaksi. Uh, Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvä ministeri. Minun viestini on hyvin yksinkertainen tässä monimutkaisessa tilanteessa. Sääntöjä on sovellettava. Soveltamisen täytyy olla ensisijainen tavoite. Nykyiset järjestelmät ovat kaatuneet, kun ei ole ollut tahtoa noudattaa niitä ja ihmisiä on tullut kun meillä ei ole kunnollista järjestelmää. Pitäisi noudattaa sääntöjä ja perusperiaatteita, joita olemme niin kauan ajaneet. Me tarvitsemme kahden, e, muutakin kuin kahdenvälistä valvontaa. Tämä ei voi olla vapaa-valintaista, kuten nyt on huomattu, vaan tässä pitää olla pakolliset edellytykset, jotta voi Eurooppaan jäädä. On myös otettava vastaan Frontexin tukea. Ja ne henkilöt, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan, tällä hetkellä on paljon käytännön esteitä, jotka estävät palauttamisen. Jäsenvaltioiden täytyy antaa tarvittavat varat ja muut resurssit. Dublinin sopimuksen perusperiaatteet on pidettävä yllä, mutta pitää katsoa, jos jäsenvaltio ei voi valvoa omaa ulkorajaansa ja kohdella ihmisiä kunnianarvoisesti, niin kuitenkin Schengeniä täytyy uudistaa. Täytyy rohkeasti toteuttaa näitä sääntöjä. Haluaisin myös viitata edustaja Verhostatin kommentteihin. Te olette varmaankin nyt vähän tekopyhä. Te kritisoitte toista ryhmää ja sen johtajaa ja, erä, ja parlamentin jäsenen käytöstä, mutta te ette kuitenkaan kohdista tällaista samaa kritiikkiä oman ryhmänne jäsenen live-valiokunnassa. Siellä yhtä jäsentä suorastaan haukotin. Kannattaisi ensin hoitaa omat asiat kuntoon, Verhofstadt, ennen kuin lähtee syyttelemään muita. Sitten edustaja Lambsdorff, puolitoista minuuttia. Mikrofoni. Ah, Hyvät naiset ja herrat, olemme kohtaamassa suuren kriisin, joka vaatii suuria ponnisteluja. Kansalaiset haluavat ratkaisuja, haluavat lopun euro sille, että Eurooppa pakenee vastuuta. Ja miltä tämä nyt näyttää? Tämä, sen neuvosto tässä esitteli erittäin hyvin. Kerron sitä vielä toista, mitä neuvosto sanoi. On tehty päätöksiä ja nyt kaikki riippuu siitä, että päätökset pannaan toimeen. Yksi päätös jonka tämä oli se, että neuvosto on päättänyt lähteä joidenkin tapaamisten järjestämisestä, jotka tapaamiset ovat näiden alustavien valmistelevien elinten kokouksia, jotka katsovat asiakirjoja, komissio on esittänyt. Tällä vauhdilla, hyvät naiset ja herrat, tällä asenteella tätä kriisiä emme saa hallintaan. On tär- korkea aika, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa. Neuvoston täytyy ajaa jäsenvaltio tähän suuntaan. Se, mitä jäsenvaltiossa nähdään, on skandaali. Gre, kollega Papadimoulis sanoi oikeassa, vasta 400 160 000 on jaettu, mutta, mutta Kreikan ei kuitenkaan pitäisi äh, sanoa, että se oli mukana suurimpiin ponnistuksiin. Berliinissä on suuri koalitio, joka kiistelee. Saksalaiset kansalaiset näkevät, että valtio on epäonnistumassa. On pelko tilanne väestön piirissä kansalaiset luvat hulluksi tämän pelon vuoksi. Tuon pelon täytyy loppua, täytyy sanakaan ratkaisuja, ratkaisut ovat olemassa. Me tarvitsemme yhteistä rannikkovartiostoa, tarvitsemme yhteistä rajanvalvontaa, tarvitsemme nopean avust, apujoukon artiklan 48 mukaisesti tarvitsemme ratkaisuja turvapaikkaratkaisua. Me tarvitsemme maailman elintarvikejärjestön tukea ja tarvitsemme myöskin taas sukladiplomatiaa Rova Mogherinin toimesta. Tämä täytyy tehdä kaikki. Puhuitte hyvin nopeasti, Lambsdorff. Liian nopeasti. Edustaja Ernst, puolitoista minuuttia. Kiitos. Kreikan täytyisi soilla paremmin ulkorajojaan, huolimatta nyt siitä, että Kreikassa rajaa, merirajaa, joka on 13 600 km, yli 13 600 kilometriä ja tuhansia suurempia saaria. Mitä sitten oikein halutaan, minä kysyn. Miten kuvitellaan, että Kreikan pitäisi tehdä, sillä Kreikka, niin senhän kysymykseen kuuluu, pitäisikö Kreikat, jotka nyt pelastavat näitä pakolaisia, saa minkälaista solidaisuutta muuten jäsenvaltioita, pitäisikö ne sitten palauttaa pakolaiset takaisin veneissään – tai kenties järjestää heille paluulippuja Aleppoon. Siis se, kun te puhu, mitä te käsittelette rajojen turvaamisella, niin se suoraan pelottaa minua, koska se merkitsee sitä, että yhä enemmän ihmisiä ajattaisiin kuolemaan tällä tavoin. Eikä tämä ole kovinkaan kaukana oikeisto populistisen AFDn esityksestä, joka haluaa ottaa rajoilla käyttöön ammuntavelvoituksen tai suoraan sanottuna uudelleen haluaa ottaa käyttöön velvollisuuden ampua rajalla. Siis se, että ei puhuta niille, jotka ovat pakolaisten vainoajia, se on rikkomus minun mielestäni tässä. Väkivalta kohdistuu pakolaisiin, joka leviää kuin virus, silläkin on syynsä. Nimittäin se, että tässä salissa ei sanota sitä, että väkivalta, joka kohdistuu pakolaisiin, on rikos. Se on sitä. Se on rikos, joka täytyy tutkia. Siksi voi hyväksyä sitä, että Bulgarissa kidutetaan pakolaisia. Ei voi hyväksyä sitä, että on, on sitä, että pakolaisten asuntoja myöskin Saksassa poltetaan. Sitäkään me saa suvaita. Me, vielä viimeinen lauseeni. Puheaikana loppui jo. Edustaja Sargentini, minuutti. Hyvä rouva Ernst, puheaikana loppui jo hetkine, hetki sitten. Täytyy noudattaa puheaikoja. Sargentini, minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies. Tämä on hyvä tilaisuus valaista hieman sitä, mitä ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans totesi komissiosta. Viime viikolla hän sanoi Alankomainen mediassa, että 60 prosenttia pakolaisista, jotka tulevat Euroopan unioniin, eivät ole turvapaikanhakijoita, vaan taloudellisten syisten perässä muuttajia. Samalla Frontex, IOM, UNHCR, EASO ja teidän omat tietonne ovat olleet päinvastaista mieltä, mutta Timmermans vain vaikenee jo viikon ajan. Haluaisimme tietää, mikä tässä on totuus takana ja mitä omassa maassani ja koko Euroopan unionissa tapahtuu oikeasti. Nyt olisi oikea hetki selvyydellä, ovatko Franz Timmermansin lausunnot näistä prosenttiosuuksista Euroopan komission virallinen näkökanta vai eivät. Kiitoksia. Nytal, deux Thank you. Kiitos. Me kaikki voimme olla yhtä mieltä siitä, että maahanmuuttokriisi viime vuonna oli suurin mahdollinen katastrofi, joka EU on kohdannut sen historian aikana. Menisin niin pitkälle, että sanoisin, että se on asettanut koko tämän hankkeen olemassaolon kyseenalaiseksi. Hämmästyttävää kuitenkin, että kaikki toimet ovat aiheuttaneet ylipäätään näitä ongelmia, kun kansleri Merkel ja Ruotsin hallitus eh, tekivät tällaisen kulttuurisen itsemurhan ja ottivat, ilmoittivat kaikille, joilla on Syyrian passi, että he ovat tervetulleita maan osaan. Oli aika selvää, mitä tulisi tapahtumaan. Ihmisiä tuli paljon, ihmiset kuolivat merillä ja ja jäsenvaltiot eh, asettuisivat jäsenvaltioita vastaan. Schengenin sopimus romahtaisi. Tämä olisi ollut ainutlaatuinen tilaisuus itse asiassa islamilaisille fundamentalisteille tuoda murhaa myöskin mukanaan tälle maahan, maan osaan. Ja sillä saataisi myöskin olla et, tuloksia, joita olemme nähneet, mitä, mitä on seurannut sitten niistä toimista, joita Ruotsin ja Saksan hallitukset ovat tehneet. Nyt ovat, tilanne on vielä pahempi. Luvut eivät tulemaan pienempiä. Tänä vuonna me kohtaamme kesän, jolloin ihmisiä tulee lähi ja Pohjois-Afrikasta, ja, ja joka tämä muuttoliike tulee saavuttamaan uskomattomat mittasuhteet. Ja mitä Euroopan unioni tarjoaa ratkaisuksi on tähän ongelmaan? Ratkaisu on lisää samaa. En lisää myönnytyksiä, lisää EUta, lisää rahaa, lisää kurjuutta ei vain maanmuuttajille, vaan monille EUn omille kansalaisille. Meidän täytyy lopettaa tämä järjettömyys, hyvät naiset ja herrat, ja vastaus ei on, että ei tehdä toistuvasti samoja virheitä. Pitää ottaa käyttöön kunnolliset kunnon rajavalvonta, niin kuin Australiassa on tehty viimeisten viiden vuoden aikana. Mutta iso britannian osalta tämän tavoitteen saavuttaminen merkitsee sitä, että meidän täytyy äänestää sen puolesta, että eroamme tästä organisaatiosta tulevassa kansanäänestyksessä. Kiitos. Edustaja Nytal, otatteko vastaan sinisen kortin Donalta? Mikro. Mikro. Mikrofoni. Croyez-vous que les migrants... Uskotteko, että maahanmuuttajat ovat odottaneet Merkelin äh, lupaa, että lähtevät paikasta enää elää? Ja luuletteko, että he ovat odottaneet lupaa käyttääkseen tätä oikeuttaan? Edustaja Notal. Kyllä, minä uskon, että kun Angela Merkel sanoi, että Saksa ottaisi vastaan kaikki, jotka voisivat osoittaa olevansa syyrialaisia. Silloin tuli valtavasti ihmisiä. Ja siksi väärennettyjä Syyrian, markkinoit, Syyrian passeja saa nyt Turkissa mustasta pörssistä. Ja on monia, jotka ovat tulleet syyrialaisena Saksaan ja osoittautunut, että heillä on ollut väärennetty passi. Tämä asettaa laajalti Euroopan kansalaiset vaaranalaiseksi, ja kyllähän saattoi tehdä, mitä Kölnissä tapahtui äskettäin. Ja tämä on se, mitä on tapahtumassa kautta maanosan. Tänään 1 Fontana, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kahden vuoden jälkeen kun tämä ongelma on Eurooppaa ravistellut, niin pitää miettiä, että onko EUn ja komission politiikka kaikissa muodoissaan onnistunut torjumaan tätä ongelmaa. Ainakin mitä tästä keskustelusta tänään voidaan ymmärtää, niin vaikuttaa siltä, että tässä on kaksi näkemystä, kaksi erilaista ideologiaa. Toiset sanovat, että kaikki pakolaiset ovat ihmisiä, heidät on otettava kaikki vastaan jopa omaan kotiinne ja omassa kaupungissani 22 pakolaista elivät hotellissa ja myöskin osallistuivat työmarkkinakurssille jotain sellaista, mihin italialaiset joutuvat jonottamaan vuoden. Eli nämä nyt ovat tällaisia populistisia, meitä yleensä haukutaan näin, mutta nämä kaikki asiat pitäisi ottaa huomioon. Kuitenkin kun hävitää 10 000 lasta ja jotkut ihmiset joutuvat mafian ihmiskaupan uhreiksi ja sitten turvapaikanhakijoita pidätetään ja kun otetaan huomioon, mitä tapahtui Kölnissä, niin sitten voidaan miettiä, että mikä on EUn etu siinä, että näitä ihmisiä, nämä kaikki ihmiset otettaisiin vastaan. Tästä varmaankin voi tulla kaos. En oikein tiedä, miksi tällainen kaos kannattaisi luoda. Siihen pitäisi ehkä kuitenkin puuttua. Kiitos. Edustaja Korvin Mikke, yksi minuutti należy się oczywiście azyl, ale w pierwszym... Kiitoksia. Turvapaikanhakijat ansaitsevat turvapaikan, mutta maahantulon maassaan. Siellä heidän olemassaolonsa on ole va- vaarannettuna. Mutta nyt kun tämä hullunainen Berliinistä tarjoaa heille rahaa, niin onko se nyt tyhmyyttä, sitä on vaikea sanoa. Mutta Ehkäpä joku on innostunut siitä, että Euroopasta sana eurooppalaiset heitettyä ulos ja saadaan ihmisiä muilta mantereilta tänne sen sijaan. Kun Mao Zedong kuoli, niin Kiinan väestön määrä laski. Sama koskee tätä tilannetta. 10 000 lasta on nyt hävinnyt, vaikka sormenjäljet on otettu. EU tulisi kokonaan purkaa. Holmaier, puolitoista minuuttia. No, vous no, no niin, me kuuntelemme teitä kyllä. Niin, rouva niin, puhemies, hyvät kollegat, Toivotan tervetulleeksi komission jäsen ja myöskin neuvoston puheenjohtajan, herra ministerin. Aluksi Rova ensin sitten kysymyksen, mitä Kreikan pitäisi tehdä? Ensinnäkin näyttää täysin yhteistyötä toiseksi EASON ja Frontexin kanssa, ja sen pitää viimeinkin toteuttaa avoimuutta rekisteröinnissä. Se pitää olla valmiina yhdessä jäsenvaltioiden kanssa luomaan pakolaispolitiikkaa, eikä pelkästään toimimaan jonkinlaisena kulkumaana vaan se pitää täyttä yhteistyötä ja odotan silloin jäsenvaltioilta, että ne ovat myöskin valmiita vastaanottamaan pakolaisia niin, että Kreikka ei pidetä sitten maana, joka yksin ottaa pakolaiset vastaan, siis että Kreikka olisi siis yksin vastuussa. Tämä olisi eurooppalaista yhteistoimintaa, tämä olisi eurooppalaista yhtäläisyyttä. Samoin tämän lisäksi odotan sitä, että me olisimme valmiita myös ajattelemaan hiukan pitemmälle esimerkiksi luomaan suojavyöhykkeitä, luomaan uusia sijoittamisalueita Euroopan unionin ulkopuolelle, sillä vasta kun muut maat Afrikan maanosassa tai lähi ovat valmiita myös kantamaan osansa, silloin voimme ratkaisemaan, en, pystymme ratkaisemaan enemmän kuin vain ne muutamat. Mutta jos me luomme suuremman mallin, joka johtaisi siihen, että pakolaisia tulee vähemmän. Silloin meidän pitää ajatella todellakin sitä, että teemme työtä Afrikan maanosassa, emmekä pelkästään vain Euroopan unionissa. Madame Holmeier. Edustaja Holmeier, pysykää paikallanne. Teille on kaksi sinistä korttia. Edustaja Grabin ja sitten Hertz. Kiitos puhemies. Hyvät Hyvä kollega, kuuntelin mitä neuvoston edustaja ja komission edustaja sanoivat. On maahanmuuttajia, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaa. Ettekö ole sitä mieltä, että näin pitkän ajan jälkeen meillä pitäisi olla selkeät säännöt hallituksia varten ja näitä sääntöjä pitäisi noudattaa yhdenmukaisesti, jotta voisimme päättää, mitä näille ihmisille tehdään. Totta kai he tulevat tänne, koska heidän on pakko tulla. Heillä ei ole rahaa tai sitten he pakenevat sotaa. Es gibt klare Unterschiede, und zwar erst... On selvää eroa. Ensinnäkin ne, jotka ovat pakolaisia, jotka humanitaarista syistä täytyy ottaa vastaan siksi, että he pelkäävät henkensä puolesta. Ja sitten on niitä, jotka etsivät parempaa tulevaisuutta. He ovat talousmaahanmuuttajia, joiden täytyy noudattaa lakeja, jotka pätevät tietyissä, pätevät kussakin maassa, eivätkä voi vaan vedota humanitaariseen oikeuteen. Jotosonen, nämä talouspakolaiset täytyy sitten aluksi palauttaa, koska he eivät voi saada maahantulolupaa turvapaikan mukaisesti ja heidän turvapaikkauden mukaisesti heidän täytyy silloin noudattaa maan lakeja. so, uh, Mrs. Ernest. Toinen sininen kortti, Roa Ernst. No niin. Kiitos Rova Holma ja te Sanoitte Kreikasta hyvin kattavasti erilaisia asioita. Minulla olisi vain yksi jännittävä kysymys teille. Miten pitkälti te olitte minun kanssani yhtä mieltä siitä, että mahdollisesti myös jäsenvaltiot hyvin huomattavalla tavalla niin ovat tilanteessa, että niiden pitäisi tukea jäsenvaltioita niin, että ne ottaisivat enemmän pakolaisia vastaan. Missä on teidän protestinne? Haluaisin kuulla, missä te olette protestoinut. Aika ajoin, hyvä kollega Ernst, olisi hyvä myös kuunnella, mitä sanon, koska juuri tuotahan minä juuri sanoin puheessani. Minä sanon, että toisaalta odotan täyttä yhteistyötä Kreikalta rekisteröinnissä ihmiskauppiaiden vastaisessa toiminnassa. Ja toisaalta odotan jäsenvaltioilta, että kun Kreikka on valmis tähän, silloin ne myöskin vakavasti otettavalla tavalla antavat sen, että Kreikka voi luottaa siihen, että pakolaisia uudelleen sijoitetaan muihin jäsenvaltioihin. Kysymys on siitä, että kaikki voidaan toteuttaa vain yhteistyössä, yhdessä. No. I'm sorry, there is... Olen pahoillani. Vain yksi mahdollisuus esittää kysymyksiä. Sitten Bostinaru, minuuttia. Domnule președinte, domnilor comisari în ultimul timp nu auzim decât declarații alarmiste despre viitorul schengenului și al uniunii. Kiitoksia. Olemme kuulleet hälyttäviä kommentteja johtajiltamme Schengenistä ja tästä kriisistä. Ja todellakin on olemassa suuri vaara siitä, että saatamme menettää tämän upean saavutuksen Euroopassa Schengenin alueen. Minusta meidän täytyy toimia tiukasti, emmekä saisi pelailla pelejä ja käyttää kansallismielistä retoriikkaa. Jos tällä linjalla jatketaan, emme enää kykene löytämään minkäännäköistä ratkaisua. Tarvitsemme eurooppalaista yhteistä toimintaa. Meidän täytyy tarkastella uudelleen Dublinin järjestelmää. Ja meidän täytyy käyttää eurooppalaista valvontamekanismia, jonka avulla voidaan valvoa ulkorajojamme niin, että meillä on myös nopea reaktiokapasiteetti kuten neuvosto on todennut. Mutta se on edelleen tietysti vielä alkutekijöissään. Luonnollisestikin meidän täytyy myös vahvistaa yhteistyötämme Turkin kanssa, sillä Turkki on oleellinen kumppani tähän asteeseen vastaamisessa. Tästä syystä meidän täytyy varmistautua siitä, että yhteinen toimintasuunnitelma tulee hyvin täytäntöönpannoksi sekä EUn että Turkin puolelta. EUn täytyy tukea Turkkia ja Turkin täytyy vahvistaa ponnistuksiaan, kun se pyrkii tunnistamaan ja hallinnoimaan maahanmuuttovirtoja. Molempien osapuolten täytyy toimia koherentilla tavalla. Doamna, doamna Kölmel. Herra Kölmel. Kiitos puhemies. Mehän näemme, että maahanmuuttokriisissä ei ole oikeudellinen, vaan poliittinen kriisi, se mistä on kysymys. Oikeus on olemassa, sitä pitää vain soveltaa. Saksan hallitus on tällä tervetuloa toivottamiskulttuurillaan saanut aikaan tietyn imuvaikutuksen, mikä on asettanut jäsenvaltiot huomattavan painostuksen kohteeksi. Kello ei ole viittavalle 12, kello on jo 12. Se merkitsee sitä, että EU täytyy nyt osoittaa, että se on kykenevä toimimaan silloin meidän täytyy todellakin tehdä rehellinen analyysi. Me puhumme avusta, apu on vapaaehtoista ja avun täytyy olla mahdollista. Sen täytyy olla sellaista, sitä voidaan antaa jatkuvasti. Me emme voi keneltäkään odottaa, että hän auttaa niin kauan, kunnes hän itse on avun tarpeessa. Silloin ei voi olla niin, että yksi jäsenvaltio asettaa mittapuut muille maille. Silloin meidän täytyy todellakin todeta ja katsoa, mitä mikä ylipäätään on vastaanottokapasiteetti, joka EU:ssa on. Se merkitsee sitä, että yksittäisessä maista täytyy selvittää, mitä voidaan tehdä. Ja täytyy myös selvittää, ottaen huomioon, vetää mukaan kansalaiset, mitä ylipäätään halutaan tehdä. Minusta ei ole oikein se, että jostakin kaukaa asetetaan mittapuut ilman, että vedetään kansalaiset mukaan. Tämä apu ei voi onnistua tällä tavoin, eikä voi olla niinkään että maahanmuuttopolitiikka muuttuisi epäinhimilliseksi ja puolue tai jonkin puolueen edustajat, jotka puhuvat sen puolesta, että ammutaan turvattomia, puolustuskyvyttömiä pakolaisia, heidät täytyy poliittisesti tuomita, koska tätä puolta, meidän on taisteltava tuota puolelta vastaan, koska tuolla puolueella ei ole kovinkaan paljon mitään järkeviä argumentteja. Teillä on sininen kortti, Gonzales. Otatteko vastaan sen? Mrs. Jakonsari, please. Kansalaiset pitää saada mukaan. Minusta kansalaiset ovat olleet poikkeuksellisen hyvin mukana punainen risti ympäri euroopan maita on organisoinut turvapaikanhakijoiden elämää on, ollut erittäin, suorastaan fantastista toimintaa. miten te kehtaatte sanoa että kansalaiset eivät ole olleet mukana? kyllähän tässä on jäsenvaltioiden päätöksenteossa ja euroopan unionin päätöksenteossa on se oma ongelma. Hyvä kollega, kiitoksia kysymyksestä. Todellakin on erittäin havaittavaa myönteisesti, huomattavaa myönteisesti se, miten innostuneesti monet meidän kansalaisemme EU:ssa työskentelevät, mutta ratkaisevaahan on kuitenkin se, että kansalaiset vedetään mukaan näiden peruskysymysten käsittelemiseen, siis se, miten paljon ihmisiä me haluamme ottaa vastaan EU:ssa, miten paljon me voimme ottaa vastaan, tämä on ratkaiseva kysymys ja sitä pitää kysyä kansalaisilta. Um, ähm, Donna Wikström, un minuut. Edustaja Wikström, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tässä äskettäin lynkkaajat halusivat äh, pahoinpidellä maahanmuuttajalapsia Tukholman keskikaupungilla. Samalla 39 kuoli, jos joukossa usea lapsi Välimeren mustiin aaltoihin. Se, mitä nyt tapahtuu kaikkialla Euroopassa, on ihan kammottavaa. Ja se vielä tässä äh, kärjistyy tämän ratkaisemattoman kriisin myötä. Jotkut maat ovat kantaneet valtavan vastuun ja monet maat eivät ole tehneet yhtikäs mitään. Meidän täytyy muistaa se, että vain yhdessä me voimme vastata tähän kriisiin, vain yhdessä kykenemme valvomaan ulkorajaa ja vain yhdessä voimme oikeudenmukaisesti jakaa vastuun niistä ihmisistä, jotka pakenevat maistaan löytääkseen turvaa Euroopasta. Tämä kilpajuoksu pohjaa kohti ei kelpaa, eivät suljetut rajat, ei se, että viha voittaa, ei se, että istutaan tumput ristissä ja ei tehdä yhtään mitään niin kuin monissa maissa. Meidän täytyy toimia nyt. Nyt on siihen korkea aika. Euroopassa on ollut kyllä suurempiakin kriisejä kuin tämän historiansa aikana vanhempamme ja isovanhempiemme sukupolvi onnistui yhdistämään tämän mantereen kahden verisen sodan jälkeen. Meillä on nyt velvollisuus tehdä moraalinen vastuumme ja yksikään maa ei saa sitä paeta. Sininen kartti teille koska Mr. Sharon, I'm happy to receive any question. Tietenkin mielelläni vastaan ihan kenelle kollegalle vain w polsce respektujemy no me kunnioitamme Ruotsin hallituksen tekemää päätöstä, Ruotsin kannakunnan tekemää päätöstä. Minä korostan vielä kerran, että me kunnioitamme siis päätöstä avata rajat ja kunnioitamme kansalaisia jollain tällainen vieraanvaraisuuskulttuuri myöskin mehempi päätös sulkea rajoittaa käynnistää valvonta. Senkin sen me kunnioitamme, mutta tuon päätöksenkin Ruotsin kansakunta pystyisikö myös hyväksymään sovereenin päätöksen, jonka Puola tai Tsekin tasavalta tekee samassa asiassa? Hyvä puhemies. No kysymys on ihan oikeutettu. Minä olen valmis vastaamaan eurooppalaisista ratkaisuista eurooppalaisiin päätöksiin. Se merkitsee sitä, että Ruotsin ulkoraja on sama kuin Kreikan ulkoraja Välimerellä yhdessä meidän täytyy kantaa vastuu tuon rajan valvonnasta. Ja kun kysymys on pakolaisvastuusta, niin meidän kaikkien täytyy muistaa oma historiamme e- Euroopasta modernilta ajalta. Olemme saaneet nähdä Unkarin, Tsekkoslovakian, josta ihmiset on pakotettu pakenemaan. Olemme ottaneet heitä vastaan. Tiedämme, että Puola otti vastaan Ukrainasta paljon pakolaisia. Se täytyy tunnustaa, mutta yhdessä voimme kantaa myös vastuun niistä, jotka joutuvat pakenemaan Syyriasta, Eritreasta ja muista maailman paikoista, joissa elämää uhataan. Donna Björk, un minut. Sitten edustaja Björk, puolitoista minuuttia. Kollegor. Hyvät kollegat, väkivalta, joka kohdistuu maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja henkilöihin, jotka ovat valkoisia, lisääntyy. Ruotsi, Saksa, Kreikka, Bulgaria. Lista voidaan pidentää. On monia naapureita, monia ystäviä, jotka ovat peloissa. He eivät uskalla mennä ulos, kun he menevät ulos ja katsovat ensin ympärilleen, ne eivät kehota lapsiaan mukaan. Tämä on todellakin terroria. Me tiedämme, että rasistit ja natsit pystyvät tekemään väkivaltarikoksia. Mutta kysymys kuuluu, mitä me muut teemme? Minkälaista kieltä me käytämme? Minkälaista politiikkaa me harjoitamme? Teemmekö me sellaista, mikä tekee lailliseksi heidän polarisoivan maailmankuvansa. Kun äärioikeisto on pitänyt pakolaisia terroristina tai kun Tanskassa hyväksytään lakeja, jolla voidaan ryöstää pakolaiset, ja kun, tai kun Ruotsi sulkee rajansa, ja kun kansalliset ja eu politiikot asettavat pakolaiset hyvinvointia vastaan sen sijaan, että pyrkisivät toimimaan yhdessä, silloin me, me puhumme, kertaamme asioita, koska natsit pysyvät levittämään tätä vihaa, saavat seuraajia vihalleen toreilla ja kaduilla ja verkossa. Me on paljon pakolaisia, jotka, joiden henki perästään välimerellä, jotka vyöt resursseja niiltä mailta, jotka joutuvat tukemaan näitä pakolaisia. On tärkeää, että Euroopan maat harjoitaisivat yhdessä solidaarisesti. Tarvitaan uudenlaista politiikkaa, hyvät ystävät. Ei vaadita mitään EUn superrajapolitiikkaa, joka on vihainen eh, Kreikalle, joka ei huolehdi rajoista. Tarvitaan toisenlaista politiikkaa. Kiitos. Otatteko vastaan sinisen kortin Jyrkiltä? I'm sorry. That's it. We move on. Ah, selvä. Menemme sitten eteenpäin. Sitten edustaja Lambert, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Puhun tästä Tonavan konferenssiin liittyen. Täytyy Tätä kriisiä on vain 16 prosentilla rahoitettu ja pitää käydä keskustelua sekä pakolaisleireillä saatavilla olevasta ruoasta myöskin Syyrian ulko, Syyriassa ja Syyrian ulkopuolella olevista olevilla leireillä. Siellä on paljon lapsia, jotka eivät pääse kouluun. Ja tämä voidaan kysyä, että tukevatko kaikki jäsenvaltiot EUn toimia näillä alueilla. Tänne tulee ihmisiä ilman matkustusasiakirjoja. Tietenkin maissa, joissa konflikteja on, niin sellaisia ei välttämättä ole helppo saada. Ja lisäksi on lapsiin liittyvät kysymykset. Mitä eh- ehdotuksia komissiolta ja neuvostolta tulee? Puututaanko kansalaisuudettomuuteen kunnolla erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten osalta? Domnul Lundgren, un minut. Edustaja Lundgren, minuutti Kiitoksia <clears throat> puhemies. Vaikka täällä nyt puhutaan paljon, meidän täytyy lopettaa naivi suhtautuminen tässä asiassa. Ongelma on siinä, että meillä on aivan liian paljon maahanmuuttajia. Se on liikaa yhdelle maalle. Yksin maahanmuuttavat lapset, jotka selkeästi ovat vanhempia kuin mitä ilmoittavat iäkseen. Näistä puhutaan minun maassa, kotimaassani päivittäin Tyttöjä häiritään seksuaalisesti lastenkodeissa päivittäin. Naisia häiritään avoimilla paikoilla, julkisilla paikoilla ja 23-vuotias äskettäin murhattiin. Hän kertoi kyllä iäkseen 15 vuotta. Näitä ongelmia jostain syystä ei haluta ollenkaan ottaa eteen, mm, esille. Ruotsissa on nyt rajat suljettu Meillä ei ole enää asuntoja eikä rahaa tämän valtavan maahanmuuttoviran asuttamiseksi. Tämä on selkeästi EUn epäonnistuminen ja se käy yhä selvemmäksi myöskin Ruotsin kansalle. Uh, Le Breton. Edustaja Le Breton. Puolitoista minuuttia. eurooppalainen äh, tämä koordinointiväline Turkin pakolaisavulle ei voi toimia. Eurooppa aikoo Turkille antaa kolme miljardia, jotta se voisi ratkaista kahden miljoonan syyrialaispakolaisen asiat siellä, mutta sopimusta Turkki ei ole noudattanut. Erdo, presidentti Erdogan oli äh, Eurooppa Strasbourgissa pari vuotta sitten ja kritisoi äh, Eurooppaa tapaa EU-jäsenvaltiota ja Ranskaa muun muassa. Todistu, tosiasia on se, että Erdogan pitää tai päästää nämä henkilöt ihan vapaaehtoisesti. Unioni on luonteeltaan heikko, koska byrokratia on liikaa ja Euroopan kansojen, kansallisvaltioiden oikeudet on poistettu. Ratkaisu on se, että poistetaan Schengenin sopimus. Jokaisen jäsenvaltion pitää voida itse hoitaa omat rahansa, jotta voidaan tämä pakolaisaalto keskeyttää. Ei sillä tavalla, että vaan Turkille syydetään rahaa. Jos esimerkiksi otan Ranskan, kun Ranska on pois Schengenistä ja EUsta, niin varmasti tilanne paranee. Kiitos oikein paljon. Edustaja Papadakis, yksi minuutti. Keskustelu Kreikasta ja Schengenistä on Euroopan unionin väline, jolla voidaan soveltaa sortotoimia Kreikan hallituksesta kohtaan. Tässä ei päätetä sitä, että pakolaiset palautetaan takaisin, vaan heitä palautetaan helvettiin, josta he ovat tulleet. Ja tämä tapahtuu EUn avulla. Euroopan rajat ovat rajat, jotka ovat katoamassa Egean mereltä. Mauria luodaan, vaikka Schengen on voimassa. Ja on niin, että pakolaisten omaisuus takavarikoidaan. Schengenhän ei poista valvontaa, vaan se on laajentanut ne Eh, elektroniseen suuntaan esimerkiksi biometrisillä toimilla. Schengenin sopimuksessa on mahdollisuus eh, siihen, että rajavalvontaa poistaa. Nyt tulee valtaisa väestön virtaa Kreikkaa, mikä on vaara todellakin. Pitäisi saada maailma, jossa oli impressiassa sotia. Edustaja Marinescu, minuutti. externe Kiitoksia. Ulkoraja täytyy suojata. Jäsenvaltioiden täytyy täyttää Schengenin säännöstön vaatimuksen. Ja Euroopan täytyy tukea sen toimielimiä ja instituutioita, kuten Frontexia, toivottavasti hyvin nopeasti myös Euroopassa rajavartiolaitoksen. Pyydän komissiota toimimaan nopeasti, kun se pyrkii luomaan yhteisiä standardeja rajojen turvaamiseksi aivan kuten yhteen turvallisuutemme vaatii. Schengenin aluetta täytyy suojata, meidän täytyy vähentää maahanmuuttovirtaa ja pelastaa ihmishenkiä. Mutta emme voi tehdä näin pysäyttämällä ihmisiä konfliktialueille. Turkki ja Pohjois-Afrikan maat tarvitsevat myös tukeamme. Se raha, jota sinne suuntaamme, sen täytyy saada aikaiseksi tuloksia. Se, millä tavalla rahaa käytetään, täytyy olla avointa ja hyvä ratkaisu on esimerkiksi kaikki käyttämättömät rahat hyödynnetään muuten esimerkiksi näiden ei-alkotyön varojen kohdalla. Näin voitaisiin menetellä. Se ratkaisisi kaikki ongelmat. Teille on sininen kartti. Otatteko sen vastaan? You have a uh, blue card. Eli sininen kortti. Vrides. Uh, Kiitos puhemies. Hyvä kollega, aivan aluksi sanoitte, että ulkorajoja on suojeltava. Kysymykseni on yksinkertainen. Kun puhutaan Kreikin ja Turkin välisestä rajasta, teitte asian hyvin selväksi. Sanoisitteko saman asian, jos Turkki loukkaa Kreikan ilmatilaa Eh, vai onko teillä kaksinkertaiset standardit käytössä? Tässä pitää olla selkeä, onko kyse EU-rajasta vaiko ei. Granițele externe ale, alle, trebuie... Euroopan ulkorajoja täytyy suojata, ne täytyy turvata ja niitä täytyy suojata siis riippumatta kuka siellä rajan toisella puolella on. Eli Turkin ja Kreikan tapauksessa tämä sama periaate soveltuu Kreikka, Kreikalla on ulkoraja, Euroopan unionin ulkoraja, ja sen täytyy täyttää kaikki Schengenin säännösten vaatimukset. Minuutti 30 sekuntia. Edustaja Toma, puolitoista minuuttia. Arvoisa varapuhemies, arvoisa ministeri, me tuemme komission toimia pakolaiskriisissä, jotta ottaa, turvapaikanhakijat voidaan ottaa ihmisarvoa kunnioittain vastaan. Meillä täytyy olla hyvät yhteistyövälineet kumppaneidemme kanssa ja kaikki välineet ovat tervetulleita tällä alalla. Ongelmana voi olla välineiden rahoitus, ihan vilpittömästi. 2016 vuoden talousarviosopimuksessa on lähestulkoon käytetty koko liikkumavara. Ja tämä nyt johtaa sitten siihen, että joudumme vähän luoviin rahoitusratkaisuihin. Ne eivät noudata minkäänlaista tavanomaista budjettimenettelyä. Tämä Turkin rahoitusväline on hyvä esimerkki siitä. Emme kuitenkaan voi koskea monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärään. Eli nyt tässä on melko tekopyhä viesti annettu eteenpäin ja kritisoijat täällä käyttävät hyväkseen tällaisia puolitotuuksia ja muita. Ja minä nyt haluaisin, että EU ei saa tällä tavalla enää nolata. Kyllä meidän täytyy kantaa enemmän vastuuta, mutta meillä täytyy olla riittävät varat, jotta voimme toteuttaa nämä toimenpiteet ja monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpano on velvoittava, mutta meidän pitäisi nostaa talous, EUn talousarviota sille tasolle, että se riittää. Tänään kuulimme Moskovisia, joka puhui monikansallisten yhtiöiden verosuunnitteluun tai verokiertoon puuttumiseksi. Ja tällä tavalla, kun käyttäisimme nämä rahat, saisimme todella tai voisimme vähentää jäsenvaltioiden osuutta EU-rahoittamisessa. Fotika, nyt. Kiitos, puhemies. Uhat, jotka koskevat EUn turvallisuuteen, liittyvät siihen, että on epävakautta etelässä ja Venäjän politiikkaan idässä. Minun kysymykseni kuuluukin, missä ovat, mitä ovat tulokset. Minä hyväksyn sen, että tuetaan Turkkia – ja hyväksyn senkin, että on toimia, joita tehdään Etelässä Euroopassa ja olemme valmiita myöskin tukemaan Frontexia ja eteläisiä jäsenvaltioita. Olen valmis myöskin tukemaan Ranskaa ja mitä tulee sitten itäiseen naapuruuteen, Puola on ottanut vastaan lähes miljoona maahanmuuttajaa taloudellisista syistä. Me emme ole lähettäneet takaisin, olemme pyrkineet antamaan heille työpaikkoja ja kunnolliset elinolosuhteet, mutta me haluaisimme, että Puolaa ei leimattaisi tässä talossa. Im, Intveld, puolitoista minuuttia. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. No, paljon on sanottu siitä, mitä pitäisi tehdä Ehkäpä pitäisi sitä itsellemme kysymys siitä, millä tavalla historia meidät ö, tuomitsee. Mitä historiankirjoissa kirjoitetaan meistä sadan vuoden kuluttua? Varmaan siellä sanotaan, että vuosi 2016 alkoi ihan myönteisesti todellinen uuden vuoden päivän ihme, koska saimme nähdä, että Euroopassa on 507 miljoonaa feministia, humanistia, kehitetä ihmistä, jotka kunnioittavat naisia. Se on hienoa. Se on fantastista, mutta ei. Ihan rehellisesti sanoa, ei testosteronilla ole mitään uskontoa. Ja haluaisin sanoa ruotsalaisille kollegoille, jotka täällä nyt niin mainostavat itseään, että kyllä ne viikingitkin kävivät Euroopassa ja raiskasivat ja ryöstivät ihan yhtä lailla. Tämä öö, hallinnoitavan ongelman ratkaisuyritys on nyt olemassa. Se on suuri haaste, mutta kyllä se on aivan hallinnoitavassa. Historiankirjat olivat oikeassa maailman suurimmasta taloudesta. Katsokaapa vain toisen suuntaan, kun lapset hukkuvat mereen. Kun rikollisjoukkueet sieppaavat lapsia, jotta heitä voitaisiin hyväksikäyttää, kun naisten täytyy synnyttää pelloilla. Maailman suurin talousalue seisoo tumput suorana eikä toimi kun puhutaan kansallisesta suverenisuudesta, niin hyvä, mutta sillä ei makseta kustannuksia. Me emme tarvitse lisää halvaantumista. Haluammeko, että historiassa me muistetaan mustan aikakauden, halvaantuneisuuden aikakauden edustajina, vai haluammeko astua aivoharppauksen eteenpäin uuteen aikakauteen? Um, I understand. Kiitos. ottaisitteko sinisen kortin kysymyksen? Shoni, Sani. Kiitos. Hyvä edustaja, olen osittain yhtä mieltä niistä ongelmista, jotka te mainitsitte, mutta mikä teidän mielestänne on ratkaisuissa tilanteessa. Kun puhuttiin Euroopan laajentumisesta, kaikki olivat kauhean innostuneita, mutta kun on kysymys syventämisestä, silloin jokaisella jäsenvaltiolla on hyvinkin poikkeava mielipide asiasta. Saksa olisi valmis ottamaan kaikki, Unkari ei ketään. Mikä teidän mielestänne on ratkaisu tässä tilanteessa? You have the floor. Olkaa hyvä. You know, it, it's... No, tiedättehän, eihän tämä mitään ydinfysiikkaa ole. Kyllähän meillä on valtava määrä ratkaisuja esillä. Tämä parlamentti on sellaisia ehdottanut, komissio on ehdottanut niitä, neuvosto jopa on päättänytkin muutamasta ratkaisusta. Mutta ihan tosi mukavaa olisi, jos itse asiassa ne täytäntöön panisi myös sitä, mitä se on päättänyt. Jos voitaisiin vauhdittaa tätä päätöksentekoprosessia, ei meillä ole mitään vuosia tai vuosikymmeniä aikaa. Päätökset täytyy tehdä nyt. Ei kysymys ole uusista ehdotuksista, uusista ajatuksista, vaan kysymys on siitä, että toimitaan päätöksistä. Siitä, että tehdään se, mistä on sovittu. Sitä minä ehdotan, hyvät kollegat. Äh, Doamna Andersson. Äh. Kiitos ja sitten edustaja Andersson, puolitoista minuuttia. Thank you. Se hirvittävä paljastus siitä, että yli 10 000 pakolaislasta on kadoksissa kautta EUn osoittaa, jos todisteita tarvitaan, että Eurooppa on epäonnistunut järkyttävällä tavalla tässä humanitaarisessa kriisissä. EUn toimielimet eivät ole osoittaneet mitään muita kuin jatkuvaa epäinhimillisyyttä siksi, että ne ovat ottaneet lähestymistavan, jossa luodaan Euroopan linnaketta. Kolmen sodan jälkeen ja kun on taisteltu, vaihtuvan sotaa selvittyään eri elementeistä merellä ja muualla, he jo pakolaiset pakolla pidätetään. Tämä merkitsee sitä, että on, kysymys on politiikasta, jota on hyväksytty monissa jäsenvaltioissa. Nämä politiikat ja toimenpiteet eivät onnistu. Pakolaiset, jotka pakenevat pommeja, heitä pitäisi ottaa vastaan avoimin, avosylin ja sen sijaan, että heitä kohdellaan, äh, työnnetään ihmisalakuljettajien rikollisin käsiin, perheet hajotetaan ja lapsuuden viattomuus rikotaan ikiajoiksi. Lapset, joita myydään seksityöntekijöiksi tai lapsia myydään seksityöntekijöiksi tai orja, orjiksi, tämä on osa Euroopan politiikka e, ei auta tämän pakolaisen ratkaisemisessa. Se, että pitää saada sen aikaan turvallisia ja laillisia väyliä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille, ovat ainoa tie tästä ulos. Kiitos. Sitten edustaja Keller, minuutti. Thank you. Mr. Minister, you have sat... Kiitos. Ministeri, sanoitte, että että mm, palauttamiskielto on yksi EUn avainperiaatteista ja te näissä poliittisissa päätöksissä siitä, että pitäisi palauttaa Turkkiin pakolaisia, jos heillä ei ole oikeus pakolaisasemaan, tai palauttaa jopa Syyrian. Toivottavasti olette mahdollisimman selkeä sen suhteen, eh, mitä Kreikalle esitetään. Nyt on esitetty Kreikalle, että se sulkisi rajat. Ei voida tehdä tätä eh, paitsi, jos loukataan Geneven sopimusta. Tässä pitää olla hyvin selvä sanainen. Nyt selvästi tapahtuu niin, että EU menettää koko olemassaolonsa perimmäisen syyn, jos näin toimitaan. Meillä on toki ongelma, mutta me voimme tarttua siihen yhdessä. Ja jälleen kerran näemme, että tarvitsemme enemmän ja enemmän Eurooppaa, jotta voimme tähän haasteeseen tarttua. Kiitos. Uh, Domnul Arnott, un minut. Edustaja Arnott, minuutti. We've seen arsenal attacks against my... Olemme saaneet terveisiä hyökkäyksiä maahanmuuttajia vastaan jossakin Euroopassa maisiin. Olemme nähneet myöskin maahanmuuttajien tekemiä hyökkäyksiä Mistäköhän johtuu, että tässä nyt niin nopeasti tuomitaan oikealla nämä äh, yhden puolen hyökkäykset ja vasemmistossa toisen puolen hyökkäykset, mutta kumpikaan ei tunnusta molempia. Eikö meidän pitäisi tuomita kaikki rikollinen toiminta, ihan riippumatta siitä, kuka tekijä on kyseessä? Ja se väkivalta, jota on nähty, jota fasistit ovat edistäneet, ja samalla, samalla tuomittaisiin näiden niin sanottujen antifasistien eh, käyttämä väkivalta ihan yhtä voimakkaasti. Ja kun pohditaan näitä kysymyksiä, muistakamme se, että Euroopan unionin periaatteet ovat aivan uskomattoman hienosti epäonnistuneet. Ne eivät ole tarjonneet mitään humanitaarista vastausta ja ne eivät sinne mennä oikeaan suuntaankaan, kun 2,6 miljoonaa on Turkin leireillä ja miljoonia enemmän Libanonin ja Jordanian kaltaisissa maissa. Jokainen ongelma, joka nyt on nähty, olisi voitu ennustaa jo ajat sitten ja se on ollut komission tiedossakin. Rebecca, un minut și 30 de secunde. Rebecca, puolitoista minuuttia. Președinte, criza refugiaților a demonstrat clar două lucruri. Neglijența un... Pakolaiskriisi on selvästi osoittanut kaksi asiaa, esimerkiksi EUn ulkorajojen turvallisuuspuutteet ja myöskin ongelmat pakolaiskriisin ratkaisuihin jäsenvaltioissa tai siis ratkaisun löytämisessä. Tällä on monia yhteiskunnallisia seurauksia, jotka koskettavat erityisesti lapsia ja naisia, ja tilanne pahenee päivä päivältä. Aivan ensiksi, miten Schengenin rajat voidaan suojella, jos tämä kaikki toiminta on niin heikkoa? Tätä on nyt pyritty Tällä, tähän on pyritty niin, että on pakotettu ottamaan pakolaiskiintiöitä käyttöön jäsenvaltioissa. Täytyy tiettyjä turvatoimenpiteitä täytäntöönpanna, mutta ratkaisuun päästään vain, jos jäsenvaltiot todella toteuttavat niitä konkreettisesti. Ja emme me voi asettaa omia kansalaisia ja niin kutsuttuja pakolaisia toisiaan vastaan. Schengenin alueella pitäisi, ja Schengen, Schengenin alueen ulkopuolella pitäisi puhua samoista arvoista. Miten puhumme solidaarisuudesta, jos emme niin tee esimerkiksi Bulgariassa ja Romaniassa? haluammeko me nyt näitä kulttuureja vai emme, mutta tällaista taistelua on käyty kautta aikojen ja nyt siellä me tuemme tätä kansalaisten ja pakolaisten välistä eh, kuilua. Se vain syvenee koko ajan. Ja pitäisi kristittyjä naisia erityisesti siellä suojella. Sitten Shoprat minuutti. Tämä itsemurahakuinen politiikka, jossa ovet ovat avoimena, luo pelkkiä illuusioita. Taloudellisia sellaisia, jotkut ajattelevat, että ihmiset ovat pelkästään toistena keskenään vaihdettavia taloudellisia toimijoita, alkavat nyt nähdä virheensä. Ja nyt pyritään näkemään maahanmuuttajissa uusi taloudellinen ihme, mutta nyt onkin havaittu sen jälkeen, että se ei toteudukaan. Ja että 80 prosenttia ei edes ole riittävästi koulutettuja. Kun katsotaan tätä monikulttuurisuutta, se nähdään selkeästi, että se on johtanut väkivaltaisuuksiin ja raiskauksiin Euroopassa, eli tullut bumerangina takaisin. Meidän voimme kiittää Keski- ja Itä-Euroopan maata siitä, että ne ovat olleet rohkeita vastatakseen tähän todellisuuteen ja todellisuuteen ne ovat puolustaneet ulkorajojamme. Schengen on tappanut koko Euroopan idean. Se ei ole muuta kuin suverenien maiden syve, syventynyt yhteistyö. Sitten Gabriel, puolitoista minuuttia. Puhemies, Jälleen kerran käymme keskustelua Schengenistä ja pakolaisista. Niin, tämä on jälleen yksi keskustelu siksi, että jotkin EUn ydinarvot, kuten oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alue, ovat nyt uhanalaisena. Nyt meidän täytyy vahvistaa eurooppalaisia arvoja. Jopa kriisin aikana meidän täytyy puhua eurooppalaisista arvoista, mutta meidän täytyy puhua myöskin toiminnasta – meidän sanoimme täytyisi muuttua toimiksi. Haluan aluksi keskittyä Schengeniin. Me kaikki tiedämme, että Schengenin alue tällä hetkellä on uhattava. Meidän täytyy puhua siitä, miten säilytämme Schengenin alueen. Sillä jos Schengenin alue katoaa, se vaikuttaa vakavasti meidän talouksiimme ja Euroopan integraatioon. Jos me valvomme Euroopan ulkorajoja, me myöskin tehokkaasti säilytämme Schengenin alueen. On erinäisiä maita, jotka täytyy noudattaa, täyttää velvoitteensa ulkorajoilla ja myöskin huolehtia rekisteröinnistä ja palautuksista. Bulgaria on yksi näistä maista esimerkiksi. Se on saanut myönteisiä tuloksia ihmiskauppan vastaisessa toiminnassa. Se on saanut myöskin tuloksia ulkorien valvonnassa, siksi Bulgaria ansaitsee päästä osaksi schengen alueita. Meidän täytyy harjoittaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Meidän täytyy tehdä nopeasti toimia, mutta emme saa unohtaa. Kiitos, Feidenholzer, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Jean-Claude Juncker syyskuussa piti muistetun puheensa unionin tilasta ja siitä lähtien olemme tienneet, mitä meidän pitää tehdä. Ja Olemme jokaisella täysistöviikolla käsitelleet näitä kysymyksiä, mutta ongelmat ovat tulleet yhä suuremmiksi ja nyt te vaarantavat jo koko unionin. Se, että mitään olennaisesti ei muutu ja tällaiset ideologiset savupommit tekevät meistä meistä sellaiset, että meillä ole suuntaa, ja samaan aikaan jäsenvaltiot yrittävät työntää mustan pekan kortin toinen toisilleen, mutta jotakin muutoksia täytyy tapahtua, ja minä toivon, että alankomaalaisten niin sanottu, niin sanottu pragmaattisuus johtaisi siihen, että tästä jarrutuksesta päästäisiin eteenpäin. Me tarvitsemme lopultakin riittävästi varoja lähtömaille. Meidän täytyy saattaa suhteet Turkin kanssa eh, naapuruusperustalle ja meidän täytyy saada toimiva Euroopan rajojen hallinta ja meidän tarvitsemme solidaarista unionia. Tämä toimii vain silloin, kuin me, me lopultakin luomme nämä hotspotit, järjestelykeskukset, joista jatkuvasti on puhuttu. Meidän pitää lopultakin rekisteröidä ihmisiä, jotka tulevat alueellemme. Jos tämä ei tapahdu, mikä on nyt nähty jälleen siinä, että 10 000, mitä tapahtuu 10 000 nuorelle ihmiselle, jonka Europol äskettäin saa selville, eli että nämä olivat, henkilöt olivat kadonneet. Me tarvitsemme normaaliutta, me tarvitsemme reaalipolitiikkaa, ja sen täytyy olla mahdollisimman tehokasta. Stevens, un Kiitos. Sitten edustaja Stevens, puolesta minuuttia. Dank u, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Joka on sitä mieltä, että turvapaikanhakijoiden valtava määrä ja onnenonkijoiden suuri määrä voidaan yhdistää meidän hyvinvointivaltiomme periaatteisiin on väärässä. Se ei ole mikään vaihtoehto, sen ymmärtää myös Alankomaiden puheenjohtajavaltio. valtio se, että turvapaikanhakijat, jotka tulevat Kreikkaan, halutaan palauttaa Turkkiin ja sieltä siirtyvät sitten uudelleen mantereelle, on totta. Minun puolueeni NVA on jo pitkään ollut tällaisen järjestelmällisen pushback-politiikan kannattaja. Se, että rekisteröidään nämä maahanmuuttovirrat ei ole riittävää. Meillä on meidän mielestämme tässä Alankomaiden ehdotuksessa on hyviä osioita. Se vastaa hyvin pitkälti myös sitä meidän tapaamme vastata tähän maahanmuuttokriisiin. Se, että kaikki kollegat eivät ole samaa mieltä, kävi ilmi tämänpäiväisestä keskustelusta ja edellisistäkin. Jotkut ovat sitä mieltä, että turvapaikanhakijoille pitää antaa rahaa leireillä. Se vain nostaisi turvapaikanhakijoiden määrää. Ja näin EU ikään kuin sponsoroisi suoraan salakuljettajia. Myös ne kollegat, jotka haluaisivat, että maahanmuutto ei pitäisi rajoittaa ollenkaan Eurooppaan, annettaisinkin turistiviisumia ö, turvapaikanhakijoille. Nämä ovat aivan epärealistisia vaihtoehtoja, joilla on selkeitä sivuvaikutuksia. Kollegat, meidän tulee pohtia neuvoston kanssa siitä, miten tulisi toimia. Sen me olemme velkaa Euroopan kansalaisille. Accepta. Kiitos oikein paljon. Otatteko vastaan sinisen kortin Lamsdorfilta? Lamsdorf. Ja. Mr. Lamsdorf. Edustaja Lamsdorf, olkaa hyvä. Ja, eh, vielen dank. Kiitos, Rova Stevens. Olen yhtä mieltä siitä, että pitää olla järjestelmällinen lähestymistapa asiassa. Minusta on oikein, että ulkorajoja valvotaan niin, että voimme pitää sisäiset Schengen-rajat vapaina. Mutta miten te näette asian, että sen että teidän ryhmässänne on jäseniä, jotka sanovat, että meidän pitäisi näillä Schengenin sisärajoilla käyttää tuliaseita aseistamattomia pakolaisia vastaan, naisia ja lapsia vastaan. Tämä on kirjallisesti vahvistettu ja tämä on myöskin sanallisesti toistettu usean otteeseen. Tämä ei ole mikään satunnainen kommentti. Ik wil zeer duidelijk... Haluan aivan selvästi sanoa puolueeni puolesta, että me teemme ehdottoman selkeän pesäeron tällaiseen lausumaan. Sitä emme voi missään tapauksessa hyväksyä. Toivottavasti tämä tuli nyt selväksi. You still have one more from... Teillä on toinenkin sininen kortti edustaja Intveltiltä. Selvä. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puhemies kun kuulin teidän sanovan, että täällä on ihmisiä, jotka ovat olleet rajoittamattoman maahanmuuton puolesta ja että turistiviisumeja annettaisiin turvapaikanhakijoille. Kenen olette kuullut näin sanovan? En ole sellaista mitään kuullut. Minusta se on hyvä, että tämä keskustelu pidettäisiin nyt kuitenkin ihan tyylipuhtana. Er zijn toch bepaalde collega's. Tietyt kollegat tietyistä puolueista ovat puhuneet humanitaarisen viisumin puolesta ja tällaisena laillisena maahanmuuttokanavana, ja sitä ette voi kieltää. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Telitska, puolitoista minuuttia. Uh, thank you, uh, commissioners. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisa ministeri, hyvät kollegat. Meidän pitäisi katsoa nyt viime kerran keskustelusta videonauhaa, niin monetkaan eivät huomaisi eroa. Meillä ei ole vielä ratkaisuja löydetty. On järjestelykeskuksia, ehkä jotakin parannusta niissä on tapahtunut, mutta ihmiset puhuvat järjestelykeskuksista, mutta tilannetta ei voida edelleenkään hyväksyä. Komission jäsen liippasi lähimpää tätä todellista tilannetta. En voisi olla samaa mieltä siitä, enempää samaa mieltä siitä, että täytäntöönpanon heikkous on suuri ongelma. Meidän pitää oikea-aikaisesti toteuttaa toimia ja ehkä osa toimenpiteistä on sellaisia, joihin ei olisi pitänyt edes ryhtyä tai niitä ei olisi pitänyt ehdottaa. Mutta saman pitäisi päteä myös neuvostoon. Jos me haluamme yhtenäistyä, niin pitää sitten varmistaa se, että kukaan ei puhu omasta puolestaan konsultoimatta ensin muita jäsenvaltioita ja muita kumppaneita EU:ssa. Me haluamme tällaisen United EUn, EU, Yhdysvallat, mutta tarvitsemme ulkorajavaljontaa ja Frontexia tarvitsemme väliaikaista suojelua. Miksei tätä direktiiviä koskaan ole käytetty? Meillä on palautusten kontrolli. Pitää myöskin taakanjakoa noudattaa. Al minuutti. Kiitos. Sitten siis kysyttiin, miten voidaan Euroopassa tapahtua sellaisia väkivaltaisia tekoja ihmisiä, jotka pakenevat sotaa. Nyt, nyt on sama perustelu sille, että pakolaisilta viedään arvoisineet. Ja äärioikeisto ei, ei ole yksin rasistisen mielipiteisten ja mukaisuumisten mielessä kanssa. Sitä seuraavat myöskin Euroopan instituutiot ja osittain myöskin joidenkin valtioiden hallitukset. Jotkut toimivat parlamenteissa jotkut toimivat kadulla, mutta se on samaa väkivaltaa. Parlamentissa me kuulla eh, tanskalaista ministeriä ja perjantaina Tukholman kadulla kulki natseja, jotka hyökkäsivät pakolaisia vastaan. Rajojen sulkeminen, pakkokuljetukset, sulkeminen leireille on yhtä väkivaltaista kuin se, mitä kadulla tapahtuu. Eh, doamna Valero, un minut. Edustaja Valero, yksi minuutti. Kiitoksia. Komissaari Avramopoulos päätti tärkeään asiaan. Hän sanoi, että meidän täytyy vaihtaa, löytää sellaisia ratkaisuja, jotka vastaavat meidän perusarvoimme. Olen aivan samaa mieltä. Ongelma on se, että ratkaisumme eivät useinkaan ole niitä. Esimerkiksi perusarvojemme mukaista ei ole se, että otetaan käyttöön sisärajojen valvontaa ja vaarantaa koko Schengen-yhteistyö. Eikä arvojemme mukaista ole myöskään se, että pysäytetään ihmisiä, jotka pakenevat henkensä edestä paremmin ulkorajavalvonnoin. Sillä ihmisillä on oikeus turvapaikkaan ja se sitoo meitä. Ei ole meidän arvoimme, jos me aivoimme mukaisesti haluaisimme toimia, niin meidän täytyy toimia solidaarisesti myös Euroopan valtioiden välillä. Ei ole sopivaa, että yksittäiset maat ottavat vastaan satoja tuhansia maahanmuuttajia, jotkut vain satoja Tämä solidaarisuuden puute on nimenomaan se, joka muun muassa Ruotsin on johtanut sellaisen tilanteeseen, että se on joutunut ottamaan käyttöön sellaisia menettelyitä, joita se ei haluaisi ottaa käyttöön, jotka, joka itse asiassa vaarantaa koko meidän yhteenkuuluvaisuutemme. Pakolaiskriisi on osoittanut sen, mistä Euroopassa todella on kyse. Se ei todellakaan perustu solidaarisuuteen, vaan egoismiin. Jokainen jäsenvaltio ajattelee vain omia rajoja ja jättää ongelmat toisten harteille. Tämä tulee kalliiksi. Ja Erdoganin pitäisi saada myös mukaan toimin. Turkki ja kaikki sen sisäiset ongelmat vaietaan täysin ja se nyt aiheuttaa myös tämän pakolaiskriisin. Tarvitaan turvallisuutta, mutta tästä ei voida tehdä näin yksinkertaista, että annetaan vain rahaa. Monet pakolaiset ovat lähteneet kohti Eurooppaa, myöskin Turkin viranomaisten tukemina. Ei tämä tilanne voi näin jatkua. Ensi viikolla menen Turkkiin hakemaan sieltä vähän lisätietoja tästä tilanteesta, joka ei todellakaan ole kovin selkeä. No, un minut. Edustaja Alio, yksi minuutti. Hyvät kollegat, EUn toiminta on täysi katastrofi kansalliset rajat ovat, tai kansallisilla rajoilla on otettu käyttöön tarkastuksia, sisärajoja on siis suljettu, ja miljoona pakolaista on tullut kolme miljoonaa vielä ehkä tulossa, kymmeniä tuhansia alaikäisiä hävennyt ja sitten kaiken maailman seksuaalista häirintää Kalessa ja Kölnissä ja muualla. Ja sitten pitää ajatella vielä Turkkia, joka ei noudata ihmisoikeuksia, äh, vaan antaa, saa rahaa miljardien eurosta, mikä johtuu tästä EU-kaauksesta äh, koska politiikka on epäonnistunut täysin. Tilintarkastustuomioistuinkin on ottanut esiin maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisen. Nyt pitää antaa puheenvuoro kansalaisille. Euroopassa pitää olla kansalaisten Eurooppa. Edustaja Peter Jos, yksi minuutti. Η αρχαία ελληνική λέξη πανικός είναι ο πλέον ακριβής χαρακτηρισμός του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το kaikkein paras tapa puhua tästä kriisistä on käyttää sanaa paniikki. Nyt kriisi on kasvanut valtavaksi ja Euroopan unioni on ryhtynyt käymään kauppaa Turkin kanssa nähdäkseen, miten paljon täytyy maksaa sille, jotta Turkki ei päästä näitä turvapaikanhakijoita Kreikkaan. Turki pyrkii saamaan enemmän kuin nämä kolme miljardia, jotka sille alun perin myönnettiin. Turki ei ole luotettava kumppani, se ei pidä lupauksiaan ja sillä on omat kansalliset tarkoitusperänsä. Jos me haluamme todella painostaa Turkia, meidän täytyy ottaa käyttöön sanktio joka ikisestä maahanmuuttajista, joka se päästää Kreikan alueelle, vähentäen tietty summa tästä myönnetystä kolmesta miljardista. Gaal, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät edustajat, päivittäin saapuu 2000 3000 maahantulijaa unionin alueelle hallitsemattomasti. Kun heitä on näin paljon, vain pieni osa heistä rekisteröidään asianmukaisella tavalla. Hotspotit eivät toimi. Meidän pitää lopultakin sanoa rehellisesti, että kysymys ei ole siitä, että puuttuu jäsenvaltioiden solidaarisuutta. Kun järjestelmä on näin ylirasitettu, se ei pysty selviytymään tilanteesta. Tämä aiheuttaa jännitteitä hallitusten, jäsenvaltioiden ja yhteiskunnan ryhmien kesken kun päivittäin saapuu tällaisia määriä ihmisiä, siitä aiheutuu epävakautta. Jokaisen Euroopan päättäjän täytyy ajatella kansalaisten turvallisuutta ja Euroopan vakautta. Sen pitää olla ensisijaista. Mutta unionissa päätöksenteon tasollakin on käynyt jo selväksi eh, se, minkä ovat muutkin nähneet, jotka ovat tulleet tekemisissä pakolaisten kanssa. Suurin osa heistä ei ole henkilöitä, jotka voisivat saada turvapaikan Euroopasta. Suurin osa heistä on talouspakolaisia, suurin osa on keski-ikäisiä miehiä, jotka ovat yksin, ja yksimatkuttavista lapsista suurin osa on 14-18-vuotiaita poikia. Euroopan pitää pikaisesti päästä hallitsemaan tilannetta, joka on rajoilla kaoottinen. Tämä on enemmän kuin tekninen kysymys. Euroopan täytyy olla tekninen, todella pystyä auttamaan yhteistyö, yhteistyökykyinen ja pystyä auttamaan niitä, joilla on oikeus pakolaisen asemaan. Herra Fleckenstein, puolitoista minuuttia. Puhemies, minä en halua nyt suinkaan jarrutella tätä keskustelua. 10 prosenttia minun keskusteluistani ja eturivi on täysin tyhjänä en tässä nyt tätä esitä minään syytöksenä. Kyllä minä ymmärrän, että 9 prosenttia haluaa tehdä työtä sen sijaan, että kuudennen kerran kuulee sen, mikä tänään täällä kuulee. Minä en halua lukea puhettani, koska minulla ei mitään uutta sanottavaa, eikä minua itse asiassa enää edes huvita kuunnella sitä, että sanon neuvostolle, että neuvoston pitäisi viimeinkin ottaa siitä, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin eikä minä jaksaisi enää kuulla teitäkään, herra komission sen, kun te aivan oikein viitatte siihen, miten hyvää työtä te olette tehneet, miten hyvää tätä me olemme tehneet ja miten eräät muut eivät ole tehneet yhtä hyvää työtä. Tämä kaikki on sietämätöntä ihmisille, jotka ovat katsomaan tätä, jos joku tätä ylipäätään verkossa haluaa katsella. Ja tämä on täysin sietämätöntä myöskin parlamentin jäsenille. Meidän pitäisi yhdessä pohtia sitä, miten ne toimenpiteet, jotka herra Hofstad osittain mainitsi, miten niillä voitaisiin saada hiukan lisää painetta tai miten se päästään nopeammin liikkeelle on kuin jäsenvaltiossa et vaan yhtään mitään. Antakaa anteeksi, tässä ei ole mitään järkeä ja lahjoitan teille 22 sekuntia. Kiitos. Ja edustaja Halla-aho, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, viime vuonna maahanmuuttopaine siirtyi Keski-Välimeren alueelta itäiselle reitille – Kreikka ei pysäytä mm, eikä rekisteröi maahanmuutta niin kuin sen pitäisi, minkä ihan ymmärtää Kreikan näkökulmasta katsottuna, aivan kuten myöskään tämä sisäisen siirron mekanismi ei toimi, eikä myöskään tulevaisuudessa tule toimimaan. Kehitys ei ole kestävää. Esimerkiksi Saksa aikoo käyttää 50 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna maahanmuuttajiin. Satoja tuhansia turhautuneita nuoria maahanmuuttomiehiä on Saksassa, Ruotsissa, Suomessa ja muissa maissa, joilla ei ole minkäännäköistä realistista mahdollisuutta löytää työtä tai edes asuinpaikkaa. Sosiaaliset ja poliittiset seuraukset, joita maahanmuutolla on, ovat ankaria. Meillä täytyy olla rohkeutta todeta, että me voi ratkaista tätä kriisiä ottamalla ihmisiä vastaan. Riippumatta siitä, kuinka moni otetaan vastaan, tulee miljoonia lisää Afrikasta ja Lähi-idästä. Meidän tulisi pohtia sitä, että ryhdytään käyttämään järjestelmällisiä takaisinpalautuksia ainakin Itä-Balkanin alueella niin, että ihmiset lähdetään takaisin leirille ja kaikki hakemukset käsitellään siellä. Jos ihmiset pääsevät Eurooppaan, he jäävät tänne, saavatpa sitten kansainvälistä suojelua tai eivät. Meidän täytyy lopettaa tällainen turvapaikkoshoppailu Jäsenvaltiolla täytyisi olla oikeus kieltäytyä turvapaikkahakemuksen vastaanottamisesta ihmisiltä, jotka tulevat toisen jäsenvaltion kautta. Kiitoksia. de Kiitos edustaja de Sarnes, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin sanoa unionin toimielimille, komissiolle ja neuvostolle, että viesti, jonka ne välittivät muutama päivä sitten Kreikkaa kohtaan, vastaan ja, ja tällaisesta hypoteettisesta Kreikan rajojen sulkemisesta ei ollut hyvää politiikkaa. Katsotaanpa nyt Kreikan rajaa. Sitä täytyy pitää Euroopan rajana. Emme me halua tässä solidaarisuudesta, solidaarisuudesta luopua kukaan. Minä kävin Lesboksen saarella, näin miten siellä rajavartiosto toimii ja minä näin miten kreikkalaiset alukset siellä partioivat enemmän kreikkalaiset kuin Frontexin alukset ja näin myös pakolaisten haluks veneitä siellä aalloilla. Vierailin myös Lesboksen järjestelykeskuksessa. Viime vuonna tuli 700, tammikuussa tänä vuonna 33 000 saapunutta ja kreikkalaiset ovat joutuneet eh, tämän kaiken hoitamaan yksin. Tarvittaisiin enemmän Frontexin tukea. Siellä valokuvataan, eh, rekisteröidään kaikki nämä tulijat. Meidän täytyy olla solidaarisia toisiamme kohtaan ja pyydän, että vaatikaa Turkki tutkia lopettamaan rikollisten ihmissalakuljettajien toiminta. Siellä 3000 euroa per aikuinen, 1000 euroa per lapsi pitää maksaa siitä, että pääsee yleensä jopa annettavat pelastusliivit ovat aivan väärennettyjä. Tähän täytyy todella puuttua. Kiitos. Teille olisi sininen kortti. Hyväksyttekö? James. James, hyväksyttekö sinisen kortin? arvoisa Thank you very much. puhemies. Niin. Kuulin vasta vetoomuksen tai miltei vaatimuksen siitä, että Turkin pitäisi tehdä enemmän. Onko tämä edusta, joka näin sanoi, sanoi, että me nyt tässä nyt sitten nopeuttaisimme Turkin jäsenyyttä, mukaan lukee kaikki ne ongelmat, joita Turkin jäsenyys toisi Euroopan unioniin ja Euroopan jäsenvaltioille. Se oli kyllä todella omituinen lausunto sanottavaksi. Merci. Kiitos tästä kysymyksestä, hyvä kollega. Minä vastustan edelleenkin Turkin jäsenyyttä EU: EU-ssa. Mielestäni se olisi meiltä suuri virhe emme voi ajatella, että Turkki liittyisi EU-hun. Toiseksi katson, että meidän pitäisi edistää vähän tiiviimpiä suhteita Turkkiin niin, että meiltä puoleltamme osoitetaan voimakkaampaa poliittista tahtoa ja vaadimme, että nämä rikolliset pysäytetään ja mielestäni vo, en ole ihan varma, että voimmeko me antaa näitä kolmea miljardia Turkille. Ei meillä niitä ole ja ei se välttämättä myöskään ratkaise ongelmia siellä pakolaisleirillä. No, Versia, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Tämä on vaikka kuinka mones keskustelu ja selkeä tappio jälleen kerran. Eurooppalainen vastaus ei ole sen humanitaarisen kriisin tasolla, jonka sen pitäisi olla vaikka kuinka hirvittävän pieni prosenttimäärä pakolaisia uhkaa maailman kaikkein rikkaita aluetta. Jäsenvaltioiden suhtautuminen on pelkkä häpeä. Hyökätään Kreikan kimppuun. Missä solidaarisuus on? Maa, joka on yksi kaikkein köyhimmistä Euroopan unionista ja tiedämme kyllä mistä syystä. Sen täytyisi nyt sitten toimia poliisina koko Euroopan unionille. Kukaan ei näytä kysyvän sitä hirvittävää kehitystä, joka maahanmuuttovirralla on Itä-Euroopassa vuodesta 2015 eteenpäin. Turkilla tietysti on vastuunsa, kyllä, ja kyllä olisi aika eh, kyseenalaistaa se. Ja on aika pohtia myös sitä, millä tavalla eurooppalaista rahastoa käytetään. Tuomioistuin julkaisi kertomuksen tästä suhteesta. Meidän täytyy katsoa sitä, ja miten seurataan tätä Europolin äh, kertomusta, jossa kerrotaan kymmenestä tuhannesta hävinneestä alaikäisestä Euroopan maaperällä? Edustaja Soli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämän keskustelun neljä aihetta osoittavat ihan selkeästi sen moraalikadon, joka EU:ssa on nähtävissä. EUlla ei ole mitään sanottavaa, kun sen jäsenvaltiot loukkaavat perusoikeuksia ja EUn asiakirjoja, perussopimuksia. Tanska on antanut lain maahanmuuttajien varojen takavarikoinnista ja lisäksi kaikki oikeudet halutaan antaa armeijolle ja puheenjohtajavaltio Hollanti myös haluaa vaihtaa pakolaisia sellaisen maan kanssa, joka ei noudata tiettyjä oikeuksia. Tässä vaan asetetaan rikolliseksi kansalaiset ja ihmisoikeusaktivistit, kun he pyrkivät suojelemaan ja pelastamaan näitä henkilöitä. Lisäksi EU on uhannut Kreikkaa ja kreikkalaisia, joilla on vain vähän varoja ja jotka pyrkivät kunnioittamaan EUn arvoja tai pilkataan Saksaa, kun se pyrkii no osoittamaan solidaarisuutta. Tämä on todella häpeällistä. Kiitos, äh, Sova Jolie, kiitos. Tätä ei voida millään muulla sanalla. Off. Uh, äh, would you accept... Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Bonannolta? Yes. Okay. Herra Bonanno. No kun nyt kuuntelin tässä kollega, niin mieleeni tuli kysymys. Hän sanoi niin paljon, kun nyt puhutaan näistä laittomista maahanmuuttajista tai pakolaisista, niin onko teillä niitä kotona? Onko se sitten hyvä ajatus? La France, qui doit prendre... Ranskan täytyy kantaa oma osuutensa ja ottaa vastaan pakolaisia. Rans 160 000, jotka piti kaikkialle Eurooppaan sijoittaa uudelleen. Ranska on ottanut 62 tähän mennessä ja norjalainen, Norja lupasi ottaa vastaan 10 000, mutta kiintiö on nyt laskettu 7 000 ja 20 yhdeksän syyrialaista palautettiin. Ruotsiin. Murmanskiin. Um, Anne... Edustaja Anneman, yksi minuutti. Edustaja Batten ei ole salissa. Ja, kollegas, ik ben äh, getroffen door alweer. Äh, niin, hyvät kollegat. Ihan järkyttää tämä järkyttävää keskustelua, jota täällä käydään. Tämä on täysin Siinä ei ole ollenkaan realistisia. Schengen on kuollut, julkinen mielipide on täysin tätä vastaan. Ja sitten vielä puhutaan siitä, että Turkin pitäisi liittyä Euroopan unioniin. Turkki, joka on ollut maa, joka alkoi kirkon ja valtion välisestä erosta ja on päättynyt islamilaiseen hallintoon. Ihmisoikeuksissa, kurdikysymyksissä Turkki on nyt maa, joka sitten nyt vielä lähettää hirvittävät määrät pakolaisia Eurooppaan. Se on tämä hieno suunnitelma, joka Euroopan unionilla on. Se pitäisi heittää roskakorin. Sillä tämän kaltaista maata Euroopan unioniin ei kyllä pidä ottaa. Se on aivan viimeinen teko, joka tässä pitäisi tehdä. Äh, arvoisa minut. Olma. Kiitos puhemies. Kolme miljardia euroa Turkille niin, että voidaan rahoittaa pakolaisten vastaanottoja ja vahvistaa rannikkojen tarkastusta. Viimeksi kuulin kuitenkin jo viidestä miljardista eurosta. Miten on ajateltu, että EUn jäsenvaltiot saisivat kokoon tällaiset summat? Niin, euro, EUhan ottaa nämä rahat jäsenvaltiolta Tämä merkitsisi periaatteessa minun maani Ruotsille, joka on tullut vastaan lähes 200 000 turvapaikanhakijaa viime vuonna, että me lainaisimme rahaa, jotta voisimme rahoittaa tämän massakuljetuksen. Meidän pitäisi nyt sitten käyttää rahoja, miljoonia, miljoonia kruunuja sellaisen korruptin maan tukemiseksi kuin Ruo, Turkki. Turkki on kauttakulkumaa, jossa nämä pakolaiset eivät pysy kovinkaan pitkän aikaa. Uskotaanko, että EUn rahoilla voidaan vähentää painetta niin, että yhä harvempi tulisi yli välimeren? Katsokaa, mikä teillä on ollut tammikuussa. Voidaan todeta, on tullut 13 kertaa enemmän ihmisiä kuin Turkista vuosi sitten samassa kuukaudessa. Voidaan kysyä, mitä on tämä valvonta Turkissa. Hyväksyttekö herra Stukelta sinisen kortin? Herra Stuker, olkaa hyvä. Te voitte kysyä kysymyksenne. Kiitoksia puhemies. Haluaisin Winbergiltä kysyä sitä, että eikö ole aivan surrealistista se, että ollaan täällä keskustelussa, jossa puhutaan väkivallasta, joka kohdistuu maahanmuuttajiin ja pakolaisiin, kun hänen maassaan nämä Maahanmuuttajat ovat itse aiheuttaneet paljon väkivaltaa ja e, nyt viime, viimeksi on henkilö murhattu maahanmuuttajien toimesta. Eikö ole absurdia olla täällä keskustelemassa näin, kun teidän maassanne tapahtuu tällaisia kysymyksiä? Kyllä, se on aika kummallista. Haluan vain sanoa, että totta minä tuomitsen kaikenlaisen rasismin, väkivallan ja murhat. Kaksi viikkoa sitten murhattiin nuori nainen äiti, joka oli yksin huoltaja. Ja, ja, ja myös, olemme nähneet, mitä tapahtuu, pelkoa. Me, me puhumme pelon viruksesta. Lapset eivät uskalla mennä uh, uimaloihin ja pe- pe- pelkäävät olla yksin kaduilla kaupungilla. Nyt edustaja Foikt, yksi minuutti. Anke, president. Kiitos puhemies. Miksi me valehtelemme täällä itsellemme? Meidän on myönnettävä, että hotspotit eivät toimi, palauttaminen ei toimi, ulkorajojen suojelu Schengen ei toimi, Dublin ei toimi, pakolaisten pitäminen Turkissa ei toimi. Rahalle antaminen Turkille ei toimi, uudelleen sijoittamissuunnitelmat ei to, eivät toimi, yhteinen turvapaikkapolitiikka ei toimi. Ja kuitenkin sitten vasemmalta saamme aina kuulla, miten täytyy ylläpitää ö, arvoyhteisöä, miten kansallisten poliitikkojen tulisi pitää sitä. Missä ovat sitten vaatimusten kohdistuisivat pakolaisiin ja turvapaikan saaneisiin meidän maissamme? saavatko he tehdä mitä tahansa. Mehän näemme, mitä Kölnissä tapahtuu. He häiritsevät naisia, he uhkailevat, he ryöstävät, he raiskaavat. Ja kun he sitten eivät tätä, näitäkään asioita noudata meidän arvoyhteisössämme, ei heitä pidä laittaa millekään integraatiokurssille, vaan heidät pitää heittää ulos Euroopasta samaa tietä, jota he tulivatkin Eurooppaan. Mä... Kiitos. Edustaja Olbricht, puolitoista minuuttia. panie przewodniczący! arvoisa puhemies hyvät naiset ja herrat miten me tähän kriisitilanteeseen reagoimme vaikuttaa koko tulevaisuuden toimintakykyymme ja koko olemassaolon perimmäiseen tarkoitukseen EU:ssa pitäisi voida käyttää kaikkia tehokkaita toimenpiteitä ja rahastoja. Euroopan parlamentti seuraa tiiviisti mekanismia, jolla Turkkia tuetaan. Ja haluaisinkin kysyä puheenjohtajavaltiolta, että mitä mieltä se on tästä mekanismista ja miten jäsenvaltiot siihen osallistuvat Miten tämä mekanismi vaikuttaa budjettiin? Me tarvitsemme lisää välineitä ja meidän pitäisi nyt miettiä budjettia ja uusia välineitä, jotta meidän pitää miettiä, että muutetaanko EUn talousarvion toimintaa. Meidän pitää tehdä se nyt, koska tulevaisuudessa tulee muuten samanlaisia ongelmia vastaan. Ja meidän, mm, meillä on edessämme hyvin vaikeat ajat. Eli miten mekanismilla tuetaan Turkkia? Oh, meillä on sininen kortti. Hyväksyttekö tämän kortin? So, thank you. Um, you mentioned the... Kiitos että maksu, joka on tehty Turkille. Ettekö olisi samaa mieltä siinä, että Turkin tilanne pelkästään osoittaa, on osoitus Euroopan heikkoudesta, siitä, että se ei kykene vastaamaan tähän kriisiin. Ja itse asiassa Turkki vain leikki Euroopan unionin kanssa. W Pana jest oczywiście esityksessänne on myös mukana syytös. Ja on vaikea tietää, mikä peruste sille on. Turkkiko käyttää tilaisuutta hyväkseen eh, omiaan etujen saajamiseksi. Voin olla siitä tietysti samaa mieltäkin, mutta meidän etumme on otettava huomioon ja kansalaisten etujen ajaminen. Siksi meillä täytyy olla tehokas ja avoin mekanismi Tiedän, että tilanne on monimutkainen, mutta täytyy ajatella myös Turkin etua. Edustaja Niedermyyrä, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Schengenin sopimus varmaankin on ollut tärkeimpiä esimerkkejä Euroopasta, joka on avoin ja torjuu kansallista itsekäisyyttä Eurooppa, joka ei siitä pidä kiinni rajoista Euroopasta, jota liberaalit kansalainen vapaudet pitävät koossa. Nyt on kysymys siitä, että Euroopassa on jälleen leviämässä nationalismi, tällainen eristäytymisen politiikka, ne, jotka laittavat lippuja pöydille täällä täysistuntosalissa haluavat kääntää takaisin historian pyörän. Tätä me emme voi hyväksyä. hyväksyä sitä, että Euroopan valtaiset ja populistiset puolueet vievät lävitse tahtonsa. Ei saa olla niin, että äärioikeistoisen puolen ideologia muuttuu perustaksi Euroopan pakolaispolitiikalle. Me tiedämme, että rajat eivät auta, ne eivät pysäytä pakolaisia, eivätkä ne suojele terroristeilta. Siihen tarvitaan muita välineitä, Euroopan yhteistä toimintaa, yhteistä tahtoa. Kansalaisten turvallisuus on ensisijaista, mutta tämän turvallisuuden alttarille ei pidä uhrata vapauttamme eikä eurooppalaisuuttamme. Rajojen takaisin palauttaminen ja Schengenistä luopuminen merkitsisi loppua Euroopan ajatukselle. Totta kai Euroopassa on hallituksia ja puolueita, jotka olisivat iloisia tästä, mutta meidän ei pidä heille antaa tätä iloa. Eurooppa ei ole mikään kansakuntien konglomeraatti, vaan paikka, yhteinen koti, joka tarjoaa kaikille turvallisuutta, ja Schengen on yksi sen tärkeimmistä laitoksista. Edustaja Makovei, puolitoista minuuttia. Turcia are aproximativ... Kiitoksia. Turkissa on noin kaksi miljoonaa pakolaista ja sitä täytyy tukea eh, näiden pakolaisvirtojen hallinnassa. Kolme miljardia euroa, joka sille on annettu, sisältää myös jäsenvaltioiden panostuksen. Minun mielestäni kannattaa äänestää tällaisen mekanismin puolesta, koska tällä hetkellä Euroopan unioni on pääasiallinen lahjoittaja ja me tarvitsemme myös muitakin ratkaisuja kuin taloudellisia sellaisia. Kriisi nimittäin pahenee vain tulevaisuudessa. Nämä konfliktit, joiden seurauksena pakolaisvirtoja syntyy, niitä täytyy torjua yhteisin toimeen. Siitä syystä meidän täytyy olla hyvässä yhteistyössä Turkin kanssa ja täytyy myös toimia avoimesti sen rahan suhteen, jota Turkille annetaan. Lisäksi haluaisin muistuttaa tästä suvaitsevaisuuden paradoksista, jossa todetaan, että kun suvaitsevainen yhteiskunta suvaitsee ei-suvaitsevaista, sen vaarana on tuhoutua. Herra Jakovcicilla on teille sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Herra Jakovcic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos edustaja Makovei siitä, että otit sinisen kortin vastaan. Kuuntelin huolellisesti puheenvuoroanne, kun mainitsitte tarpeen auttaa Turkkia. Ja on yhden selvää, että Jordania ei voi enää ottaa pakolaisia vastaan. Siellä on miljoonia, miljoona 200 000 pakolaista. Oletteko sitä mieltä, että kun puhumme näistä maista ja Turkista, meidän pitäisi ottaa mukaan YK sitä tilannetta valvomaan. Olisin tekninen kysymys siihen, miten te johdatte tätä istuntoa, mistä se sujuu oikein hyvin, mutta minulla on yksi ongelma kun minä toistuvasti olen nimittäin pyytänyt puheenvuoroa sinisellä kortilla, näyttää siltä, että työntekijänä katsovat eri suuntaan. Mitä minun pitäisi tehdä tulevassa? Pitäisi minun huutaa täällä äänekkäästi? Antakaa minulle hiukan apua. Miten minun pitäisi toimia, että huomaa, minut kun esitän täällä sinisen kortin? Um. Sunt și colegii mei aici, poate nu s-au uitat la celălalt. Kollegat ovat täällä, ehkä eivät katsoneet teitä sillä hetkellä, mutta nyt kun te ilmoititte, että ja te haluatte käyttää sinistä korttia, tulemme vastaisuudessa katsomaan teidän suuntaan ja pyydämme anteeksi, jos emme ole huomanneet teitä aiemmin. Täällä on toinen sininen kortti Rova Makoveille. Herra Frundulis. Kirje Prödre, δεν θέλω μπλε κάρτα, αλλά θέλω να επισημάνω... Minä haluaisin muistuttaa erästä asiasta, joka tenkin kenties olette unohtanut Rova Guzman nimittäin on pitänyt täällä parlamentissa puseroa, jossa oli teksti antifasistinen toiminta. Hän on myöskin eräissä sosiaalisissa verkostoissa toiminut samalla tavoin. Silloin minäkin voisin pitää täällä kultaisen aamukoiton teepaitaa, mutta sitä en kuitenkaan tee. Minä pyydän, että tämä otetaan huomioon ja sanotte hänelle tästä. Me ymmärrämme tämän signaalin. Nyt annan puheenvuoron edustaja Makovelle, hän voi vastata kysymyksiin ja sitten käymme keskustelua tästä, mutta tämä asia nyt huomioitu. Kiitoksia. Niin, vastaus on hyvin yksinkertainen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien niiden maiden kanssa, jotka ovat ottaneet vastaan pakolaisia, ja meidän täytyy äh, todeta, mikä on yhteinen etumme, eli se, että kaikki ei oteta vastaan Euroopan unionin, vaan että me voimme lajitella ihmisiä ja lähettää myös arabivaltioihin joitakin näistä ihmisistä jossa he ovat turvassa. Kiitos puhemies. Hyvät komission jäsenet. Yhteinen turvapaikkapolitiikka ja Geneven äh, yleissopimus vuodelta 1951 edellyttävät, että kun joku on laittomasti tullut maahan, niin hänen täytyy ilmoittautua toimivaltaisille viranomaisille. Valitettavasti pakolaiset eivät usein tee tätä. He, he riskeeraavat elämänsä, koska he tietävät, että heidät voidaan palauttaa ensimmäiseen tulomaahan. He haluavat välttää tällaisen menettelyn. Toisaalta etupiirilinjassa olevilla mailla on suuri haaste pakolaisten suodattamisessa. Turvapaikanhakijat käyttävät öisin vaarallisia reittejä sen sijaan, että tulisivat laillisia reittejä, niin on hyvin vaikea puhua palautuskiellosta. Tietysti Dublinin järjestelmä ja uudelleensijoittamisjärjestelmä eivät toimi. Pitäisi olla yhteinen järjestelmä, joka perustuu oikeudenmukaiseen uudelleen sijoittamiseen. Se on tärkeää. Joo, un minut. Edustaja Di Giorgio, yksi minuutti. Hyvät kollegat, Minusta on todella valitettavaa nähdä, että me toistamme kuukaudesta toiseen ihan samaa keskustelua ilman, että teemme mitään todellisia ehdotuksia ei niitä tule parlamentista, ei komissiosta, ei YKsta. Tässä on kuitenkin yksi asia, joka erottaa tämän päivän keskustelun aiemmista. Viime kerralla todettiin, että talvi tulee. Nyt sanotaan, että kevät tulee. Ja toinen ero on se, että satoja ihmisiä kuolee. Turkki tekee tässä tärkeää työtä, mutta kuka valvoo tätä rahan käyttöä? Libanon otti vastaan maahanmuuttajia 20 prosenttia oman väestönsä määrästä. Me olemme vastaanottaneet 0,1 prosenttia väestömäärästämme. Mitä virkaa näillä erilaisilla muureilla on ja kuka välittää aseita Syyriaan? Miksi sitä ei estetä? Olen sitä mieltä, että ihmisillä ei enää ole muuta toivo, toivoa kuin heittäytyä mereen ihan kirjaimellisesti. Tuhan... Edustaja Urtasun yksi minuutti. Kiitos. Komission neuvoston Minä kun me puhumme täällä Euroopasta, niin tänään pitäisi katsoa hiukan mitään todellisuutta. Täällä neuvoston edustaja sanoi, että hän on huolissaan niistä luvuista, joita on saatu yksi matkustavista alaikäisistä. Täällä on pahoiteltu niitä kuolleita, joita on välimeren noilla. Tämä näyttäisi olevan tällainen kuva, hyvin kuva siitä, mitä tapahtuu Euroopassa, on halvaantuneet instituutiot, jäsenvaltiot, jotka vetävät velvoitteitaan ja jotka eivät noudata eurooppalaisia sääntöjä. Tämä on hyvin vakava tilanne. Minä vain vaadin täältä sitä, että tekevät sen, mistä ovat sopineet, nimittäin se, että, että noudatetaan perusoikeuskirjaa ja että noudatetaan eurooppalaista oikeutta, ei vain Kreikassa, vaan myöskin Puolassa ja Tanskassa ja kaikkialla, että täytetään se, mihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, koska kukaan ei täytä velvoitteitaan. Espanja on 18 pakolaista vastaan tämän uudelleensijoitusjärjestelmän puitteissa, mikä on sellainen häpeä. Donna James. Edustaja James. A, you a European EU passport. EU-passi eh, e ja pääsy eurooppalaisesta elämäntyylistäkin ei ole välttämättä enää niin mahdotonta tästä, tätä tavoitetta todella varjellaan. Tilannetta ei voida sallia. Jäsenvaltioiden kansalaisten turvallisuus, taloudellinen hyvinvointi ja muu ovat tärkeitä. Schengenin pitäisi voida vastata tähän valtavan pakolaisten pain, aiheuttavan paineeseen, mutta tämä ei toimi, se on jo nähty tehty useaan otteeseen monella täysistuntoviikolla. Ja nyt tarvitaan radikaalia uudelleenarviointia. Me joudumme tekemään vaikeita valintoja ja meidän täytyy voida tässä mennä eteenpäin. 27 jäsenvaltiota, niiden ei pitäisi kantaa yhden jäsenvaltion olemattomia toimia, eli Saksan toimia. Kiitos. Kiitos. Nyt edustaja Zeinstra, yksi minuutti. Ja voorzitter, Kiitoksia, hyvä puhemies. Ministeri Kundes sanoi keskustelun aluksi, että se millä tavalla me kohtelemme maahanmuuttajia kertoo siitä, millaisia me olemme. Mutta minä haluaisin sanoa, että se millä tavalla nämä onnenonkijat käsittelevät meidän naisiamme ja meidän lapsiamme kertoo siitä, millaisia he ovat. Hyvin paljon tällaista on tapahtunut esimerkiksi Almeressä vastaanottokeskuksessa. Miten voi olla mahdollista, että nämä henkilöt edelleenkin voivat saada turvapaikan? Miksi heitä ei karkoiteta välittömästi? Hyvä puheenjohtaja, Turkista tulee miljoonia onnenonkia, onnenonkia tänne. Ja kolme miljardia sille annetaan, jotta tämä loppuisi mutta Turki vaatii vain lisää, nyt 5 miljardia. Ja EU antaa huijata itseään, se heittää rahaa menemään. Fi- fi- Turkille ei pitäisi antaa punaista puusenttiäkään. S- hyvä puhemies, rajat täytyy sulkia, raha Turkille ei ole mikään ratkaisu, vaan se on osa tätä ongelmaa. Leners. Edustaja Leners, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tilanne on kammottava tällä hetkellä ja komissaari Avramopoulos tänään kertoi meille lukuja painotaksen tätä tilannetta aivan perustellusti. Kollega Timmermans on valitettava, että hän ole täällä tänään. Hänkin on vähän tässä käsitellyt lukuja. Hän viime viikolla sanoi, että 60 prosenttia Euroopan tulevista maahanmuuttajista tulevat syistä, jota ei voida pitää sellaisena, että heille voitaisiin myötä turvapaikkaa. Kysymys on erityisesti ihmistä, jotka tulevat Pohjois-Afrikasta. Frontexin luvuista näyttäisi olevan, että 89 prosenttia suurin piirtein ihmisistä tulee kuitenkin Syyriasta ja Irakista. Joko Frontex on oikeassa tai sitten ensimmäinen varapuheenjohtaja. Joka tapauksessa Euroopan komissio on tässä, tapau- Euroopan komissio tässä tapauksessa esittänyt outoja lukuja ja haluaisimme kuulla teiltä nyt selvennyksen tähän. Ja ministeri Kundersilta kysyisin, mikä hänen puolueenjohtajansa suunnitelma on tässä. Hän nimitti sitä Alankomaiden suunnitelmaksi. Aikooko Alankomaiden valtio todella ryhtyä siihen vai pitäisikö meidän todeta, että Tämä oli vain tapa päästä otsikoihin. Moraes. Kiitos edustaja Moraes. Puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Monet edustajat ovat puhuneet Europolin raportista, jossa kerrotaan 10 000: yksin matkustaneista alaikäisistä, jotka ovat nyt joutuneet hyväksikäytön kohteeksi Euroopan unionissa. Kollegat, Europol on varmaan kaikkein kunnioitetumpia virastoja tässä talossa. Ja puhuttuani kollegojen kanssa, jotka ovat käsitelleet asiaa, minulle kävi selväksi, että tämä on ollut vain tällainen tilannekatsaus. Koska on jo ollut sellaista pakolaiskriisiä, jossa alaikäisten salakuljettaminen ei olisi ollut näin brutaalia ja väkivaltaista. Tulevan viikkoina tulee lisää kauhutarinoita. Niitä on ollut myös. Täm, kaikki ne, jotka uskovat siihen, että me olemme puhumassa jostakin ylellisyydestä, että, kun me, tai että voimme luopua, emme tee mitään, että komissio, luomme komission suunnitelmista, että, ei ole esävaltio, joka tekee enemmän kuin toiset. Jos me, me voimme todellakin suoraan itsellemme tämän ylellisyyden, niin silloin meidän pitää ymmärtää, että tulevina viikkoina nämä alaikäiset ovat todellakin aitoja turvapaikanhakijoita, jotka tulevat Syyriasta, ei ole mitään epäselvyyttä heidän asemastaan. Geneven yleissopimuksen puitteissa, onko, onpa Euroopan unionia olemassa tai ei. Siksi meillä on työtä tehtävänä parlamentissa, rajavirastossa, Dublinissa, meidän mukavissa toimistoissamme. Meidän on ryhtyvä tähän työhön. Meidän todellakin täytyy pitää nämä toistuvat tylsät puheet, sanoa alankumaille, että on jäsenvaltioita, jotka eivät tee omaa osansa työstä, ne eivät suojele ulkorajoja, ne eivät suostu uudelleen sijoituksiin. Kyllä me sen tiedämme. Meidän pitää toistaa tätä viestiä. Jäsenvaltiot, jotka eivät tee omaa työtään, kanna vastuutaan, niiden täytyy tehdä se nyt, niiden pitää nyt kantaa vastuunsa. Uh, Täällä on sininen kortti. Edustaja jota hyväksyttekö sen? Mrs. Mussolini. Grazie, ragioni. Kiitos. Morales, on oikea. Jos olen oikeassa, niin te ajattelette tätä yksimielisesti Italian parlamentissa hyväksyt puhuttiin tällaisesta oikeudellisesta asemasta ja nyt vain osa heistä voidaan suojella rikollisten käsiin joutumisesta. Tiedättekö, mitä tästä ollaan mieltä? En koskaan saa sinistä korttia, kun puheeni ovat niin tylsiä, joita kiitokset tällä kertaa niin Rova Mussolini viittasin siihen, että Italia itse asiassa on niistä maista, jotka ovat eturintamassa. Italia ja Kreikka, Ruotsi, Saksa ottavat vastaan enemmän kuin muut. Ja on tietysti jäsenvaltiot, jotka, jäsenvaltiot, jotka eivät tee tarpeeksi. Että ei tämä ole mitään syyttelyä. Italia on ollut etulinjalla ja sen politiikka on kypsynyt ja olen yhtä mieltä siitä, mitä te sanotte, mutta kollegat, jotka eivät halua ottaa enemmän pakolaisia Euroopan unionin. Sanoisinpa vain, että jos Euroopan unionia ei olisi ollut olemassa, niin ihmiset, jotka sanovat, että ei ihmisiä voida ottaa enempää vastaan, silloin nämä ihmiset ovat tulleet silloin Italiassa on kehittämään politiikkaa joka tapauksessa, on ollut tällaisella et, tässä etulinjassa. Tiedän, että tätä on tapahtumassa, mutta kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet vastuutaan, niiden pitäisi tehdä työtä enemmän. Edustaja Tano, yksi minuutti. Herra puhemies, tämänhetkinen maahanmuuttokriisi, Geneven vuoden 1951 pöytäkirja ja sen, se, sitä seurannut sopimus osoittavat, että ne eivät sovi tämän päivän maailmaan. Ne ovat mekanismeja, joita suunniteltiin toisen maailmansodan jälkeen ja pohjautuvat siihen, että ne, jotka ovat joutuneet todellisen vainon kohtaaksi, saisivat lähimaista turvaa. Niitä ei ollut tarkoitettu ihmisille, jotka kulkevat useiden turvallisten maiden läpi löytääkseen kaikkein parhaan vastaanottamaan. Lisäksi yleissopimuksen tavoitteena ei ollut myöskään se, että ihmiset voivat siirtää statuksensa yhdestä valtiosta toiseen, nyt kun esimerkiksi monien tapauksissa tapahtuu. On lähdetty turvallisista reilireistä Turkista päästäkseen Eurooppaan. Vuonna 2016 aikana valitaan uusi pääsihteeri YK, ehkäpä Itä-Euroopan maasta. EU pitäisi tätä tilaisuutta käyttää hyväkseen viedäkseen läpi Geneven yleisopimuksen muutoksen. Ja muussa tapauksessa sitä ei enää kannata noudattaa eikä kunnioittaa. Ähm, doamna Pagasa. Edustaja Pagasa Urtundua, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies ja kiitokset komission jäsenille, jotka seuraavat tätä e, keskustelua ja kuuntelevat näitä tuhansia sanoja. Ja neuvosto ei tee, mitä se lupaa. Me olemme täällä puhuneet täällä arvoista, arvoa Ferrara, ja siitä on puhunut neuvostoja ja mutta nuo arvot, niihin täytyy liittyä toimia. Ne täyttävät toimilla. Ja mitä neuvosto ja jäsenvaltio ovat tekemässä on se, että ne vaan, niitä täytyisi puhua solidarisuudesta, pitäisi tehdä jotakin ihmiset pakenevat Syyriasta, halusimme tai ne pakenevat näitä totaalisia järjestelmiä, jotka ei pysty takaamaan heidän vapautta. Yli miljoona pakolaista on saapunut Eurooppaan ja vuonna 2014, siis vuonna 2014 maailman elintarvikeohjelman rahoitus väheni 40 prosentilla ja syntyi paniikki. Neistä hyvin suuri osa on alaikäisiä, jotka matkavat yksin. Heitä tarvitse erityistä suojelua ja on skandaali, mitä tapahtuu. On tapahtunut paljon virheitä, on tapahtunut laiminlyöntejä siksi, että jotkin, monet hallitukset eivät halua tietää mitään tästä vastuusta, eivät tietää sitä, mm, että mitä tarpeita on humanitaariselle toimille ja puuttuu yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. On, täytyy syyt, on perveisiä, että syyttää niitä, joita pitäisi suojella. Se on julmaa. On täysin toimivat pikaisesti, on, on on virus, joka vaikuttaa Eurooppaan, joka on iskenyt meidän sydämiimme. Forenza. Herra Forenza, yksi minuutti. Presidente. Arvoisa puhemies, toivoisin, että tälle parlamentille ei olisi ongelma se, että joku käyttää teepaitaa, jossa lukee antifasisti, kun Euroopassa puhutaan jopa uudesta holokaustista Välimerellä. Pitää pysyä todellisuudessa, kun puhutaan näistä kolmesta miljardista, jotka Turkille on menossa. Onko kyse sellaisesta eh, hallituksesta, Erdoganin hallituksesta, joka jatkuvasti syrjii kurdikansaa? Tarkoitetaanko nämä kolme miljardia siihen, että estetään pakolaisia tulemasta Eurooppaan? Annamme Erdo, annammeko Erdoganin Turkille kolme miljardia vai sellaiselle maalle, joka todella torjuu myös ISISin toimia? Ehdotamme, että nämä kolme miljardia annetaan AKRlle ja kansalaisjärjestöille, jotka todella toimivat niin, että saataisiin luotua humanitaarinen käytävä. Se on ainut asia, mitä EU pitäisi tehdä. Maragall. Seuraavaksi edustaja Maragall. Kiitos puhemies. Minua ei tyydytä tietää se, että tämä parlamentti on jo toistanut sen, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei tehdä. Eikö minä tyydytä se, että neuvosto ja komissio sanoillaan puhuvat asiaa, mutta turhaan. Täytyy täyttää eurooppalaiset ja kansainväliset velvoitteet, mutta, mutta Euroopassa kuitenkin vaikka se hiljaisuus, toimimattomuus ja vastuuttomuus. Satoja kuolematapauksia, joista Mupulos puhui. Ja nämä 10 000 alaikäistä ovat kadonneet. Turkin osalta tilanne on kolme vuotta sitten on tehty päätös, mutta pitäisi kuitenkin panna toimeen tehokkaasti tämä sopimus, joka on hyväksytty. Emme pysty siihen toimimaan saman aikaan, kun ihmisiä tulee Turkista eurooppalaisille rannoille. Meidän ratkaisumme ei voi olla Frontex, meidän ratkaisumme on se, että meidän pitää toimia yhdessä vastuullisesti. Tarvitaan enemmän toimintaa alkuperäalueilla ja täytyy myöskin olla vastuutta, tahtoa, joka niin, että ollaan valmiita ottamaan vastuu. Euroopan täytyy katsoa, että se lakka toimijat on meidän pitää yhdessä komission neuvoston parlamentin ja toimia yhdessä Kreikassa, Turkissa, Tanskassa, Barcelonassa. Meidän täytyy sitoutua. Mr. Maragall, there is a blue card for you from Mr. Maragall, teille on sininen kortti epidemiokselta. Puoli minuuttia. Vastatteko? Mr. Epitodeios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, όμως η ερώτησή μου δεν είναι για τον κύριο Μαραγκάλη, είναι για την... Kiitos puhemies. Kysymykseni ei mene Maragallille, vaan edelliselle puhujalle, joka sanoi, että kolme miljardia pitäisi antaa kansalaisjärjestöille. Mutta kyllä kansalaisjärjestöt joskus syyttyvät laitvastaisuuksiin. Esimerkiksi Kreikassa on pidätetty kansalaisjärjestöjen jäseniä, eh, jotka myöskin välittivät Turkista pakolaisia Kreikkaan. Ja näillekö te haluatte ne rahat sitten antaa? No niin. Kysymys siis oli edelliselle puhujille, mutta haluaako Forensa vastata? a rispondere, ma eh, eh, No voin minä vastata. Ehkä tässä nyt oli vähän hämmennystä. Minun mielestäni ei voida enää jatkaa tällaista miljoonien naisten ja miesten kohtaamaa holokaustia. Pitää kantaa poliittinen vastuu EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Se mitä nyt tapahtuu tapahtuu Kreikan rajoilla. Nyt siellä pakolaiset tai maahanmuuttajat joutuvat lähtemään ja, ja, ja me tulevat tänne Eurooppaan. Kiitos. Arno Tuu. seuraavana. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Se, että Euroopan unioni ei ole kyennyt vastaamaan tähän suureen maahanmuuttokriisiin, on hirvittävää. Tässä puhutaan maahanmuuttajista, ulkorajojen valvonnasta, Schengenin tulevaisuudesta, mutta tämän päivän kiireinen kysymys on siitä, että voidaan lopettaa näiden valtavan laittomien maahanmuuttajien määrä, jotka, josta suurin osa tulee Eurooppaan taloudellisista syistä, niin että jäsenvaltiot voivat itse karkottaa mm, näitä henkilöitä ja valvoo itse rajojaan. Meidän täytyy vapautua eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä, joka estää sen, että ne ihmiset, jotka eivät noudata meidän arvojamme ja tapojamme, että niitä ei voida karkoittaa. Me emmekä myös antaa myöskään miljardeja Turkille, jotta se pitäisi nämä pakolaiset. Meidän tulisi sen sijaan katsoa uudelleen näitä suhteitamme näitä, tähän maahan, joka tukee jihadisteja Syyriassa ja Libyassa. Vihan yllättäminen on väärä, kun taas naisia on käytetty seksuaalisesti hyväksi ja raiskattu museissa kaupungeissa Euroopassa, kun taas kristityt pakolaiset ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Minä olen järkytynyt siitä, että jatkuvasti jatkatte tällaisen ideologian kannattamista. Thanks, and the next one will be Mr. Engel. Kiitoksia. Edustaja Engel seuraava. Uh, Puhemies, olen aika tyytyväinen siihen, että neuvosto oli tullut takaisin paikalle, koska olin jo sanottamassa, että kuuden tai seitsemännen kahdeksannen kerran kun käymme keskustelua ja varmaan käymme kymmenen keskustelua vielä lisääkin. Tämä ta- talo ja komissio ovat pitkälti yhtä mieltä näkemyksessä siitä, mitä pitäisi tehdä, miten se tulisi tehdä, että meidän pitäisi toimia. Neuvosto, jäsenvaltiot, ne eivät yksinkertaisesti onnistu löytämään linjaa, jota noudattaa ja toimia. Olisipa kysymys ulkorajojen yhteistä suojelusta, koska kaikki ulkoiset rajat ovat yhteisiä ulkorajoja kuuluvat meille kaikille ja valtioiden on valvottava niitä. Ja sitten mitä tulee pakolaisten uudelleen sijoittamiseen yli maanosan, monet hallitukset uskovat, se niille kuulu, ja jotkut hallitukset taas sitten eivät toimi, tai sitten Turkin rahoittaminen. Emmehän me nyt voi loputtomiin toimia ikään kuin unionin budjetissa olisi riittävästi lenkovaraa löytää tarvittavat rahat. Jäsenvaltiot eivät maksa. Ne maksavat yksittäisiä uoria ikään kuin haluaisivat uudelleen sijoittaa yksittäisiä pakoilijoita sen sijaan, että me tarvitsisimme kymmeniä tai satoja tuhansia tai euron tapauksessa miljardeja. Tämä on se, mistä on, mikä on meidän ongelma. Populismi on nousemassa ja puhemies haluan päättää että sanomalla, että yksi ryhmistä, konservatiivinen ryhmä, näyttää nyt kadonneen, mutta tämä koskee hyvin mielenkiintoista osaa niistä. Puol- parlamentin jäsenet, jotka ovat pyrkineet edistämään sitä, että pitäisi olla ampumisohje ulkorajoilla. Jos tämä jatkuu, silloin olemme valtakin ongelmissa, koska jotkut heidän äänestäjistään kenties tarttuvat aseisiin ja toimivat. And the next one will be... Seuraavana edustaja Kiitos puhemies. Tiedättekö te, että tämä ei ole mikään teatteri? Ei tämä mikään teatteri, jossa joka kuukausi me asetumme esillemme edustajat ilmaisemme epätoivomme jostakin toimenpiteistä ja komissio ja ennen kaikkea neuvosto, jossa vaihtuvat puheenjohtajat kuuntelee kärsivällisesti ja lopuksi käyttää puheenvuoron vain, että me olemme tekemässä historiaa, historiaa. Tämä on julmimman teho, toimimattomuuden historiaa, tehottomuuden historiaa, mitä Euroopan jossain on koskaan nähty. Tämä ei ole mikään teatteri. Tässä ovat poliittisten tahojen edustajia. Me vaadimme hallitukselta, ja neuvostolta ja komissiolta, että ne lopettavat tämän tehottomuuden, joka on julmaa. Voidaan sanoa, että tämä on tehottomuutta monillakin eri alueilla, mutta me olemme puhumassa nyt ihmishengestä. Ja nyt me kaikki katsomme Kreikan suuntaan. Tämä on ollut kaikkein pahimpia kuukausia kuolemien kannalta. Sadat ihmiset ovat kuolleet Välimerellä. Se on, tämä on muuttunut tosiasiaksi tämä lause, että Välimeri on suuri hautausmaa. Neuvoston edustajat, komission edustajat, kollegat, vastuu on kaikilla niillä, jotka voivat vaatia nyt kansalta hallitukselta, että ne tarttuvat siihen ratkaisuun, joka on mahdollinen. On mahdollista pelastaa ihmishenkiä ja se on, on välttämätöntä soveltaa lakeja, joita me itse olemme itsellemme antaneet. Tämä ei ole teatteri, tämä on parlamentti. Me vaadimme, että nyt toimitaan. Mrs. Valenciana, there is a blue card for you. Teillä on sininen kortti Fontuulisilta. Vastaatteko Fontuulisilta? Arvoisa kollega Valenciano, sanoitte, että Egean merestä on tullut loppumaton hautausmaa. Ja nyt kysynkin, että kuka on käskenyt näitä ihmisiä lähtemään pikkupursilla kohti Kreikkaa? Teidän pitää myöntää, että sieltä se ongelma on lähtöisin. Tuo no, ei ole mikään kysymys eikä minä tule tässä mitään vahvistustamatta. Emme nyt ole puhumme vastuusta. Euroopan unioni ei millään tavoilla laillisesti helpota sitä, että meillä rajoillemme tulisivat henkilöt, jotka pakenevat sotaa. Ja heitä suojelevat kansainväliset yleissopimukset. Emme me tarjoa heille mitään laillisia väyliä. Tarjoamme, se mikä jää jäljelle on se, että he voivat päätyä salakuljettajien käsiin tai meren kuljetettavaksi. Tämä on se, mitä Euroopan unioni tekee. Emme meitä odota, emme anna heille humanitaarista apua. Kolme vakavaa, julmaa tehottomuutta, josta me kaikki eurooppalaiset olemme vastuussa. Zahra Dillon seuraava puhuja. se Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että että hallitsematon pakolaistulva Eurooppaan on pysäytettävä. Meidän on se pysäytettävä ja me tiedämme myös, että kansallisvaltioiden täytyy valvoa ulkorajojaan. Jotkut jäsenvaltioista sen voivat tehdä, jotkut nähtävästi eivät. Ja jos komissio ja neuvosto haluaisivat tehdä jotain tärkeää, niin pitäisi muuttaa talousarviota, pitäisi ottaa rahat jostakin muualta ja antaa paljon enemmän varoja ulkorajavalvontaan. Ja me kaikki tiedämme, ettei näin tule tapahtumaan. Eli nyt tämä kaikki jää kansallisvaltioiden käsiin. Meidän täytyy auttaa niitä toteuttamaan toimenpiteensä eikä vain syytellä niitä, jotka pyrkivät EUn ulkorajoja tekemään valvomaan ja sitten toiset taas eivät tee yhtään mitään ja valittavat, että eivät voi osallistua Schengeniin. Tässä pitäisi yksinkertaistaa nyt hieman sääntöjä sisärajojen uudelleen käyttöön ottamiseksi EU-ssa. Kiitoksia puhemies. Neuvoston puheenjohtaja juuri totesi, että meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja maahanmuuttokriisiin, jotka ovat tehokkaita. Hän on aivan oikeassa ja olen hänen kanssaan samaa mieltä, mutta meidän täytyy pitää mielessämme todellisuus, hyvä puhemies. Meillä ei ole todellisuudessa mitään yhteistä valvontaa yhteisillä ulkorajoilla. Se tulee muuttaa. Sisärajojen valvonta on otettu käyttöön yhä useammassa maassa. Itse asiassa tämä pakolaisten jakamissuunnitelma on todellinen farsi, surullinen sellainen, ja riippumatta sitä, että, kaikki, että tässä on luvattu tehdä erilaisia asioita, niin Turkki ei kuitenkaan kykene valvomaan merirajojaan. Ja maahanmuuttajien tänne tuominen on todellinen teollisuuden ala. Meidän täytyy kääntyä tässä Erdoganin puoleen, emmekä saa haskata aikaa. Ja vaikka on otettu käyttöön järjestelykeskuksia ja pyritään löytämään taloudellisten syiden perässä muuttajat, niin siinä ei onnistuta. Meillä täytyy olla vastaanottokeskuksia järjestelykeskuksen sijalla. Palautuspolitiikkakin on pelkkä unelma. Se tulee järjestää uudelleen. Meidän täytyy saada aikaiseksi nyt jotain ja pallo on teidän kentällänne.

mutta ajatteletteko te, että meillä voisi olla järjestelykeskusta myöskin Euroopan niin ulkopuolella, niin kuin Euroopan, Euroopan neuvostossa on päätetty? Edustaja Depré. Euh, madame, merci pour votre question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Olen sitä mieltä, että jos tällaisia järjestelykeskuksia otetaan käyttöön meidän maa-alueellamme, niin täytyy tietää se, että ei pelkästään byrokraattisella tavalla tätä rekisteröintiä varten. Sitten kun henkilöt on rekisteröity, jos heidän annetaan mennä ihan suuntaan mihin hyvänsä, niin ei voida täyttää tämän ohjelman oleellista osiota, eli tätä sisäistä siirtoa. Eli ensimmäinen vaatimus, sen pitäisi olla se, että hoidetaan kunnolla se, mihin on sitouduttu. And the next one, Mrs. Edustaja Sakorafa seuraavana. Näistä φυσικά ότι συζητάμε Tämän keskustelun taustalla on uhreja ja heidän määränsä kasvaa päivä päivältä. Te puhutte siitä, että pitäisi paremmin valvoa ulkorajoja ja te haluatte edistää yhteistyötä Turkin kanssa, joka nimenomaan vastustaa ulkorajojen valvontaa. Pitäisi tietää, mitä halutaan armeija hyökkää ja siellä on perheitä ja naisia ja lapsia. Mitä te haluatte? Miinakenttiäkö? Eliittiampujia? Tarkkaampujia? Vai mitä? Schengenin säännöstön keskeyttäminen ja kaikki muu. E- Libyä, kun tässä pitäisi nyt syyllistää, kun ette itse pysty omaa vastuutanne kantamaan. Ja ongelmat ovat osittain teidän politiikkojenne äh, syytä. Niin miten te oikein nyt meinaatte, että jonkinlaisia äh, keskitysleirejäkö tässä otetaan käyttöön? Uusi natsismi vai mitä? Tiamessa. Niin, mehän tiedämme ihan hyvin, että pitäisi olla var- turvallinen väylä tulla. Obermaier. Obermeier seuraavana. Kiitos puhemies. Pakolaiskeskustelussa viime vuosina oli voineet vasemmalta kuulla mantraa pahasta Eurooppa-linnoituksesta, ja minä silloin jo varoitin tällaisesta valehtelemisesta, sillä Euroopalle ei vielä tänä päivänäkään mikään linnoitus. Meidän rajamme olivat ja ovat avoimia, ne ovat avoina kuin ladon ovi tai reikäisiä kuin emmental juusto. Meille on tullut yli miljoona maahantulijaa, jotka osoittavat tämän selvästi. Mitä sitten tulee Turkkiin? Turkin pitäisi nyt sitten tarjota pysäytys tälle kansainvaellukselle. Turkille tarjotaan viittä miljardia. Tämä niiden 750 miljoonan lisäksi, jotka ovat tätä niin sanottua lähestymis, lähestymistukea. Tämä on basaaria, tämä on silkkaa eh, kiristystä ja minä pelkään, että Turkki edelleenkin tulee polkemaan perusoikeuksia, pidättämään toimittajia, käy sota kurdeja vastaan. Joka tapauksessa Turkki ei ole mikään vaihtoehto. Meidän pitää olla päättäväisiä rajojen valvonnassa. Se Turkki ei ole sille mikään vaihtoehto. Edustaja Murano seuraavana. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Lopettakaa pakolaiskiintiöitä koskeva politiikka, koska sehän houkuttelee laittomia maahanmuuttajia. Minä kävin Libyassa ja Jordaniassa pakolaisleireillä ja arvioin vähän tämän ilmiön suuruutta. Siellä katsotaan vanhoja TV-ruutuja ja kuvitellaan, että Euroopasta saa ruokaa, vaatteita ja katon pään päälle. Mutta Syyriassa ja Libyassa on kriisi ja se on kaikkien ongelmien juuri syy. Siellä on todella vaikeat elinolosuhteet ja siksi monet asettavat henkensä vaaraan ja lähtevät tälle retkelle. Ei heille saa antaa tällaista toivoa tai unelmaa? Kuinka moni lapsi kuoli merellä viime viikolla yleisen välinpitämättömyyden takia? Eurooppa tulvii yli äyräitten. Se ei pysty vastaamaan tähän ilmiön, jota se itse kannustaa. Se ei pysty myöskään suodattamaan mahdollisia terroristeja tulijoiden joukosta. Ja nyt me asetamme kansalaisemme turvattomaan asemaan. Me emme voi myöskään huolehtia näin monen maahanmuuttajan vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Me maksamme tästä kalliin hinnan. Schengen on uhattuna, ulkorajat ovat aivan ylikansoittuneet, Kale on Ranskan häpeäpilkku ja myös raha pitäisi osoittaa Jordania ja Libyaa kohti, jotta voidaan puuttua tähän asiaan, jos te ette halua, että kansalaiset ryhtyvät kääntyvät populistien puolelle, niin lopettakaa tällainen toiminta. And now, Mrs. Edustaja Zippel seuraavana. Kiitos puhemies. Minun täytyy sanoa, että olen lähes sanaton. Olen järkyttynyt, olen häpeissäni, turhautunut ja olen järkyttynyt siitä, minkälaista keskustelua joudun täällä kuuntelemaan tässä talossa tänään. Mehän sanomme, että on jotain mukavaa. Turkki voi huolehtia 20 pakolaisista, saa siitä hyvästä hiukan rahaa. Väitämmekö vakavissamme, että me Euroopan maanosana, jossa on 500 miljoonaa kansalaista, että me emme pysty huolehtimaan kahdesta tai kolmesta miljoonasta pakolaisesta. Onko tämä se viesti, että tämä on meille liikaa? Minusta on pelottavaa, miten me puhumme ihmisistä, jotka pakenevat sotaa, poliittista vainoa tai köyhyyttä, ja joita jotkut tässä talossakin käsittelevät kuin jonkinlaista ajo jätettä, joka voidaan vain koota jonnekin, kasata jonnekin. Tämä on sitä, että meidän ei pitäisi tai että meidän ei tarvitse huolehtia mistään. Meille tulevien pakolaisten lukumäärä ei ole suurin haaste. Ongelma on se, että vuosien ajan meillä ei ole ollut eurooppalaista strategiaa, siinä, miten kohtelemme pakolaisia. He tulevat sattumalta Italiaan, Bulgariaan tai Kreikkaan ja olitus on, että he jäävät sinne. Saksa valittaa juuri, että yksi miljoona pakolaista nyt riittää. Kreikkaan on viime vuoden aikana tullut 800 000 pakolaista. Valitsevien sääntöjen mukaan heidän olisi kaikkien pitänyt jäädä Kreikkaan. Miten se voisi toimia? Meillä ei ole mitään pakolaiskriisiä, meillä on eurooppalainen vastuuttomuuden kriisi ja minusta on pelottavaa, miten kevyesti me oman mukavuutemme vuoksi olemme valmiita tuhoamaan Euroopan. Mrs. Sippel, there is a blue card. Edustaja Sippel, Holmeierilta teille sininen kortti. Vastaatteko? No. Ette. Selvä. Then next speaker will No siinä tapauksessa Weigl seuraava puhuja. uh, <laughs> sorry, Mrs. Voi anteeksi. Edustaja Ashworth. Uh, president. Listening to this... Hyvä puhemies, kun kuuntelen tätä keskustelua, niin ehdottaisin kollegat teille sitä, että meillä on tässä ongelma. Meidän täytyy olla tarkempia siinä kielenkäytössä, jota käytämme. Olen kuullut sanan maahanmuuttaja. Sillä kuvalla ihmisiä, jotka pakenevat vainoa ja sotaa. Eivät nämä mitään maahanmuuttajia ovat, vaan ne ovat ihan oikeita turvapaikanhakijoita. Ihmisiä, joille meidän täytyy tarjota turvapaikka. Olen käynyt, kuullut, että sana pakolainen käytetään kuvaamaan kaikenlaisia ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan etsiäkseen itselleen parempaa elämää. Eivät ole mitään pakolaisia, vaan he ovat talouspakolaisia ihmisiä, joilla mitään oikeaa syytä ei ole asua täällä. Ja lopuksi olen kuullut käytettävän sanaa pakolainen eurooppalaisiin, jotka työskentelevät muussa kuin synnyinmaassaan Euroopassa. Eivät nämäkään ole pakolaisia, he ovat Euroopan kansalaisia, jotka harjoittavat oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, johon heillä on täysi oikeus. Hyvät kollegat, jos me emme puhu tarkemmin, emme käytä tarkempaa kielenkäyttöä, niin tässä suuri yleisö ei varmasti pysy perässä ja minusta tuntuu siltä, että me itsekään aina oikein. Seuraavana edustaja Weigl. Arvoisa puheenjohtaja, valtion edustaja, komission jäsen, puhemies, meidän ei pitäisi aliarvioida sitä, miten hyvin tietoisia ovat nämä pakolaiset ja siirtolaiset. He tietävät, että he eivät ole enää tervetulleita Eurooppaan ja täällä keskustellaan siitä, miten voidaan kieltää ja estää heidän tulonsa ja heittää heidät ulos. Ja monet haluaisivat kuitenkin ottaa heidät tervet, toivottaa heidät sydämellisesti tervetulleeksi. Meidän täytyy miettiä, mitä tapa tapahtui Euroopassa silloin, kun olimme mukana sodissa ja siellä heitettiin ihmisiä pois kodeistaan ja otimme tuhansia perheitä vastaan. Me emme ajatelleet sitä, että kumpi on tärkeämpää, diplomatia vai väkivalta. Meillä on paljon tunteita pinnalla, paljon turhautumista ja voiman puutteen tuntoa meidän kaikkien pitäisi miettiä sitä, miten Mogherini ja jäsenvaltioiden hallitusten pitää tukea Syyrian rauhanneuvotteluita. Se olisi ainut takuu, että voidaan luoda mahdollisuudet sille, että pakolaiset palaavat maihinsa, kun sen aika koittaa. Gonzales Peñas seuraavana. Muchas gracias. Kiitos. Näinä aikoina meidän täytyy muistaa sitä, miten Frankki joutuu tässä on omasta eh, elämästään ja se, että kun eh, pakolaiset pakenevat frank- eh, natseja, se on jotakin, mitä muistetaan, pelastettiin tuhansia ihmisiä ihmisiä, jotka on todettu, liittyvät uhkauksia, tai komissio Kreikkaa kohtaan, on uskomatonta, kun on kyse näin dramaattisesta kun meillä on euron täytyy toimia, sitten pyrkiä etsimään äh, diplomaattinen äh, Syyrian sodasta lopettaa aseiden vientialueelle. On saatava aikaan tehokkaista politiikkaa, jolla otetaan vastaan pakolaisia, samoin kuin alueiden maat Turkille, Euroopassa kuin Euroopassa. Euroopan unionin täytyy ottaa vastuunsa ja kantaa taata turvapaikkaoikeus oikeus ja pyrkiä saamaan varoja käyttöön niin, että huolehditaan poliittisista velvoitteistamme. Siis Pizzotto seuraavana. Ai, anteeksi, sininen kortti. Ei, vaan työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Kun täällä jatkuvasti tapahtuu tällaista toistumista, minä pyytäisin, että hiukan hidastettaisiin tätä äh, maltillisemmasta tulisi tämä tapa, jolla puhutaan, koska länsimaalta puolelta puhutaan Euroopan äh, ulkoinen tilanteessa niin, että se vertaa natsiajan hirveyksiin. Täällä puhutaan, yhteydessä puhutaan natsiaikaan, on kuullut näitä kaksi kertaa, jossa verrataan pakolaisten kohtalo holokaustin. Holokaust on ainutkertainen rikos, jonka natsit tekivät ja haluan, että puututte tähän, että tällaiset vertailut eivät ole hyväksyttäviä, että niitä ei tulisi käyttää. Seuraava puhuja on edustaja Vitsotto. Kiitos puhemies. Vuonna 2015 on tullut yli miljoona maahanmuuttajaa Eurooppaan ja tuo invasio jatkuu edelleen jossa on yksistään jouduttu selviytymään eh, tilanteesta. Ja on tietysti olemassa myöskin vaikutuksia, vaikka meidän väestömme väkivalta on lisääntynyt kaupungeissamme. On tapahtunut myöskin islamilaista terrorismia. Ulkorajat ovat eh, kuin vuotava seula. Tilanne on huonontunut jatkuvasti. Tarvitaan järkevää valvontaa, tarvitaan todellista yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja täytyy huolehtia myös siitä, että voidaan palauttaa pakolaisia ja etenkin ne, jotka eivät voi elää Euroopassa. Euroopan unioni on nukkunut viime vuosina, se on todella nukkunut syvää unta on puhuttu, uneksittu voimakkaasta yhtenäistä Euroopasta, mutta vain yhtenäinen Euroopan unioni, se joka on, unioni, on muuttunut nyt kansalaisillemme painajaiseksi. Seuraavana Preda. Puhemies, ensin haluaisin kiittää sitä, mitä viimeinen konservatiiviryhmän puhuja sanoi. Täytyy puhua vähän sävykkäästi, kun käytetään sanoja maahanmuuttaja pakolainen, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää hänen huomionsa siihen, että ne, jotka näitä sekannuksia harjoittavat ja on, viljelevät on Iso-Britannian pääministeriä, sitten nyt joudutaan neuvottelemaan brittien kanssa ja tämä tavallaan liittyy tähän kriisiin, tämä brittien kanta, mutta on hyvä, että on brittikonservatiivia, jotka ymmärtävät ongelman ytimen Haluaisin korostaa ulko asia puolta ulkopolitiikkaa pakolaiskysymyksessä ja sitä, että sitten kun neuvottelut jatkuvat ne, Genevessä, niin yritetään käyttää kaikkea painoarvoamme EU-ssa neuvotteluissa. Me olemme heikentyneet tässä kontekstissa, koska täytyy sanoa, emme ole kuulleet turkkilaisten, jordanilaisten, libanonilaisten pyyntöjä. He ovat vaatineet jo, puhuneet tästä pakolaisongelmastaan jo vuosia. Vasta varsin myöhässä vaiheessa heihin reagoitiin ja tämä on nyt sitten läksy, joka pitää tästä oppia. Ja sanoisin vielä jotakin siitä, kuinka tärkeä kumppanuus Turkin kanssa meillä on, koska tiedän, että täällä parlamentissa on monia sellaisia, jotka ovat täysin vastuuttomia, mitä tulee Turkkiin syistä, jotka johtuvat puoluepoliittisista syistä he ovat valmiit solvamaan Turkia, aiheuttamaan mahdottoman tilanteen ymmärtämättä, että tarvitaan heitä, jotta voidaan ratkaista tämä pakolaisongelma. Kiitoksia ja Howitt. Kiitos puhemies. Kun viime vuoden lopussa EU vetosi, jotta Turkille voitaisiin antaa kolme miljardia apua 2,75 miljoonan pakolaisen auttamiseksi, jotka tulevat Syyriasta, tätä pidettiin EUn hyvänä vastineena kriisin. Tarkoitus oli antaa taloudellista tukea ensimmäisestä tammikuuta tästä vuodesta ja on kammottavaa, että tässä me olemme kuukausi myöhemmin ja edelleen EU-jäsenvaltiot tai paljonko ne tähän fasiliteettiin laittavat maan pitää olla valmis maksamaan, mutta olen hyvin pettynyt siihen, että omakin maani on päättänyt jättäytyä ulkopuolelle eikä ota omaa kiintiötään uudelleen sijoitettavista pakolaisista. On todettu, että vain 0,5 miljardia annettaisiin EUn omasta budjetista ja loppu olisi täysin uutta rahaa EU-jäsenvaltioilta ja jo nyt tämä luku on noussut yhteen miljardiin EU-budjetista. Meidän on varmistettava, ettei se nouse entisestään. Puheenjohtaja Juncker oli oikeassa, kun hän sanoi, että nämä kolme miljardia ovat uskottavuuden mittari EUlle. Ja omassa jäsenvaltiossani varot, valitettavasti halutaan, että EU epäonnistuu tässä uskottavuuskokeessa. Meidän on pidettävä huolta päinvastaisesta. Oma ryhmäni on korostanut sitä, että mikä ikinä kriisi onkin, meidän on pidettävä yllä yhteisiä arvojamme ja vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin. Kääntykää hallituksenne puoleen, huolehtikaa siitä, että rahat saadaan, jotta voidaan antaa tätä tukea, joka on niin ehdottoman tarpeen. Kiitos. Pani przewodnicząca, pani komisarz, Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Minä kunnioitan paljon edellisiä puhujia, mutta jos minun pitäisi esittää kysymys, miten moni teistä on koskaan ollut pakolaisleirillä, kuinka monta kättä nousisi tälläkään hetkellä Ehkä ei kannata kysyäkään tätä kysymystä. Minä olen ollut pakolaisleirillä kuusi päivää. Käytin vuosilomastani Kurdistanissa. Monikaan ei halunnut tulla Eurooppaan, vaan halusivat palata kotikonnuilleen, mutta pakenevat islamilaista valtiota. Siksi rahaa pitäisi antaa ei pelkästään Turkille, vaan myös Kurdistanille. Ja ei kannata olla tekopyhää. Nyt on kyse kyllä eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Minä muistan, että 2007 joulukuussa Ranskan presidentti totesi, että ilmastopaketti oli hyväksi vanhalle Euroopalle, mutta ei välttämättä koko Euroopalla. Missä oli solidaarisuus silloin? Entäpä Saksa? Saksan kaupat Venäjän kanssa. Missä on solidaarisuus siellä? Kiitos. Thanks. And now Mr. Petersen. Kiitoksia ja Petersen. Vi har en solidaritets... Kiitoksia, puhemies. Olemme läpikäymässä kriisiä, joka koskee solidarisuutta EU:ssa ja näemme tämän, koska EU ei pysty toimimaan tällä hetkellä. Ensimmäistä kertaa vapaa li- liikkuvuusvapaus yksi perusperiaatteista EU:ssa. Sitä ei Venäjä voida pitää, pitää itseselvyyttä. EU on epäonnistunut toimilimet ovat epäonnistuneet, poliitikot eivät ole pystyneet antamaan kansalaisille vastauksia, joita he odottavat meiltä. Tämä johtuu poliittisen tahdon puutteesta. EU on ratkaiseva puitteisto näiden ongelmien ratkaisulle yhdessä, mutta EU ei ole mikään nappula, jota voi vain painaa ja ratkaisuja alkaa löytyä itsestään. Jos jäsenvaltiot eivät osallistu, anna panostaan yhteisöllemme kumppanuudelle silloin mitään kunnollista yhteisöäkään ei ole. Mitä nyt näemme ja koemme tällä hetkellä on, että kautta Euroopan puhuvat yhteisistä ratkaisuista, mutta toimivat kuitenkin yksin meillä kaikilla on vastuu. Meidän pitää löytää ratkaisuja ongelmiin ja meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja, koota ratkaisut yhteen. Jäsenvaltioiden pitää ymmärtää tämä. Niiden täytyy antaa meille vastauksia. Hyvä tilaisuus tähän on tuleva huippukokous tässä kuussa. Minä vetoan neuvostoon, jotta se alkaisi neuvotella. Tätä me tarvitsemme ja kaikki ymmärrämme kyllä, että jos haluamme kunnollisia ratkaisuja, tarvitaan yhteistä tahtoa toimia. Joudutamme tätä helmikuuta. Kiitoksia ja nyt huoristi ja bounce. Kiitos puhemies. Liian monta vuotta myöhään komissio kertoi, että on hyväksynyt asianmukaiset päätökset ja nyt pitäisi ryhtyä toimiin. Komissio antaa ikään kuin ymmärtää, että mitä enemmän tulee tänne päin ihmisiä, se vaatii yhä enemmän myös toimia. Ja kansan puolella väittää turvakka-oikeutta käytetään väärin. Ja alle on totu, myös esiin sinne tuhannet kuolonuhrit. Tässä vedotaan solidaarisuuteen, kun kuitenkin kaikki toimivat päinvastoin. Italian kollega puhui ikävästä pelistä, kyvyttömyydestä, tahdon puutteesta. Minä sanoisin, että on kyse myös tekopyhdestä. Samuel Beckett varmasti totesi, että tämä on absurdia teatteria tämäkin, hyvät naiset ja herrat. Minä kehotaisin teitä menemään Lesboseen, Seutaniin tai Kaleehen. Silloin tietäisitte vähän paremmin, mitä oikein on käynnissä ja keskustelukin olisi tyystin toisenlainen. Now, Mr. Juuri äsken me kuulimme sosialistiryhmän toteavan meille suuvaadossa, että Euroopan ongelma näinä maahanmuuttokatastrofin päivinä oli pelon virus, joka nyt on pesiytymässä Eurooppaan. Ja vielä kansanpuolueen puheenjohtaja Markelin äänitorvi taputti. Mutta herra pitellä säästäköön sylkensä ja haurat hermonsa. Ottakoon tyköön kotiinsa joitakin satoja pakolaisia sen sijaan, että tässä loukataan kansojen oikeuksia mukaan y- y- arvoyhteisön nimissä. Tiedämme, että tämä on vaarallista ja utopista. Ei meidän arvomme, eivät ole arvo, arvomme, meidän me eivät ole teidän prioriteettimme. Hyvän tekeväisyys alkaa hallitusti omien luona. Mutta te haluatte laittomia auttaa hinta mihin hyvänsä, ei kansalaisia, me aina muita ennen meitä. Ja totta kai itseänne ensin, koska ette te maksa seurauksia hullusta päätöksistänne, vaan meidän maamiehemme, jotka ovat vaatimattomimpia ja hauraampia. Kun näin, että keskustelu liittyy väkivaltaan, joka kohdistuu maahanmuuttajiin eikä maahanmuuttajien käyttämä väkivalta, niin uskon, että tämä on virhe, mutta ei te uskalla, että ihan mitä tahansa ja siitä teidät tunnistaa arvoisa puhemies Ja nyt Vosenberg. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. kiitokset rouva Hyvät kollegat, Tällaisessa ympäristössä, jossa Schengen-alue on vaarassa, meidän täytyy olla rehellisiä itsellemme ja kansalaisillemme. Rajojen sulkeminen on poliittinen valinta, ei tarpeellisuus. Sitä haluavat tietyt jäsenvaltiot, jotka eivät halua pakolaisia omaan maahan. He eivät välitä eurooppalaisista normeista. Kreikka taistelee, jotta se onnistuu hoitamaan nämä hirvittävät määrät ihmisiä, joita Egean meren yli tulee. Frontex on todennut, että tätä ei edes voida kunnolla valvoa. Me noudatamme täysin kansainvälisiä sääntöjä, toimimme eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti ja säästämme ihmishenkiä. Mitä suurimmat ihmissalakuljetusverkostot toimivat Turkista käsin ja ne ovat myös mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Nyt pitäisi perustaa järjestelykeskuksia myös Euroopan ulkopuolelle Euroopan neuvoston päätöslauselman mukaisesti. Me vetoamme Turkkiin, että se kunnioittaa allekirjoittamiaan sopimuksia ja täyttää velvoitteensa. Ei ole reilua uhata Kreikkaa, koska maantieteellisen sijaintinsa takia se joutuu kantamaan suurimman humanitaarisen kriisin taakan, jonka olemme nähneet toisen maailmansodan jälkeen. Eh, katsokaamme, mikä on todellisuus. Schengenin romahtaminen on meidän vikamme, jos niin käy, ja silloin Eurooppa menettää omat arvonsa. Kiitoksia ja seuraava arvoisa Kiitoksia puhemies. Tänään on päivä ja niin kuin tämä hieno elokuvakin, niin tässä keskustelussa me jatkuvasti toistuu sama ei mitään muutoksia. Tämä ei ole kuitenkaan mitään komediaa, vaan yksi suurimmista draamoista viime vuosina. Talvi on tullut, pakolaiset edelleenkin pakenevat sotaa, monet he eivät, eivät onnistu pääsemään tänne, koska kuolevat matkalla. Ja jos se vielä riittäisi, Europol kertoi muutama päivä sitten, että 10 000 alaikäistä oli kadonnut rajoillamme. Kiireellisyys ei enää tässä riitä sanana. Lokakuusta asti olemme puhuneet pakolaisohjelmasta Turkissa. Tässä on esitetty varsin vähän, ei oikeastaan yhtään. Varapuheenjohtaja Timmermans loi tämän välineen jotta saataisiin konkreettista toimintaa. 24 tuntia hänen esityksestä jälkeen parlamentti oli jo tehnyt konkreettisen talousehdotuksen, talousen ehdotuksen ja vieläkään kuitenkaan tämä asia ei ole selvinnyt, ei miten rahoitetaan ja mitä pitäisi tehdä. Tätä asiaa siis vain tutkitaan, näin sanotaan ja kerrotaan meille sitten kyllä. Tässä, ketä, mitä tässä odotetaan, mitä pitää vielä tapahtua, jotta 28 maata alkaa neuvotella? Me emme voi jatkaa keskustelemalla sterillä tavalla loputtomasti ei rahoituksesta, ei turvapaikkapolitiikasta eikä siitä, miten vastataan tähän maahanmuuttoaaltoon. Joten nyt toimeen tehdään välttämättömät sopimukset, tehdään mitä pitää tehdä, koska ihmiset kuolevat Euroopan porteilla. Kiitoksia. Ja nyt seuraavana Bashir. Thank you, chair. Kiitos, puhemies. Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä samanlaisen verran ne pysyvät me jatkuvasti puhelemme täällä maahanmuuttoasioista, vaikka turhautumista on, kun ei ole päästy eteenpäin. Ei ole riittävästi halua hyväksyä sitä, että läheinen yhteistyö naapureittamme kanssa on elintärkeää, jos koskaan onnistumme hallitsemaan tilannetta. Turkki on, pitävätkä siitä kaikki tätä vai eivät, tärkeä kumppani maahanmuuttokriisiä hallittaessa – jotta ihmiset voidaan pitää lähempänä kotikontoja. Turkin yleensä ylläpitämät suhteet poliittisesti meihin eivät edes ole osa tätä keskustelua. Ei pidä unohtaa, että Turkki on osoittanut hyvää tahtoa tarjomalla tiloja kahdelle miljoonalle pakolaiselle, vaikka maa muutenkin on jo köyhää. Totta kai, mitä varoja sitten Turkille annetaankin, on seurattava tilannetta tarkkaan. Järjestelykeskukset, suoja, elin, ruoka, koulutus, siellä vie asioita paljon pidemmälle kuin niiden asioiden hoitaminen täällä. Kiitokset ja nyt Pimenta Lopez. Obrigado, senhora Presidente. São as políticas de ingerência e agressão do ZEU NATO. Puhemies EU ja NATO ovat puuttuneet Välimeren alueelle Pohjois-Afrikan tilanteeseen. Näin on syntynyt tämä kriisi. Rahoitukselliset e-, intressit ovat johtaneet miljoonien dollareiden asesopimuksiin muun muassa Saudi-Arabian kanssa ja tämä luo epävakautta geopoliittisesti tämän ansiosta ja juuri tämän takia ihmiset pakenevat nälkää, kuolemaa, sotaa ja puolustavat ihmisoikeuksia. Meidän pitäisi tämä tehdä vastaten heille. Kyseessä on fasistisia ryhmiä, jotka nöyryttävät pakolaisia. Tarvitsemme vahvaa Eurooppaa, tarvitsemme yhteistyötä naapurimailta, jotta voimme toivottaa tervetulleeksi pakolaiset. Mutta nämä leirit ovat muuttumassa keskitysleireille. Tämä on epäinhimillistä. Tämän tyyppiset ratkaisut ovat vähän saman Tämä on vähän sama asia, kun ihmiset pyytävät, että pakotettaisiin ihmiset palaamaan koteihinsa. Puhemies, komission kaikkialla maahanmuuttoideologioita viet eteenpäin, räjähtää käsiin. Kaikki vetovat oikeuksiin. Massa-attentaatit, islamistinen väkivalta, kaikki on seurausta teidän sokeudestanne, mutta sen sijaan, että kuullaan isänmaallisia ääniä Euroopassa, jotka ovat nyt nostaneet päätään te ette tunnusta virheitä, ne haluatte vain korjata tilannetta, mutta se johtaa vain ojasta allikkoon. Turkki on aika hankala hahmo myös tässä, ajatellen islamista valtiota, jos sinne pakolaiset lähetetään, olisi se myös rikollista, koska siinä ei kanneta vastuuta täällä, kun maahanmuutto kasvaa kasvamistaan ja ihmiset järkyttyvät barbarista teoista. Euroopan kansojen nimissä herra Juncker Kuuntelkaa meitä, että päästään näistä vahingoista. Now... Ja nyt Kudritska. Thank you. Kiitoksia. Zaginięcie ogromnej liczby emigrujących dzieci. Puhemies, suuri määrä siirtolaislapsia on kadonnut heidän matkallaan Eurooppaan. Ja tästä syystä on esitettävä hyvin vakavia kysymyksiä pakolaisleirien tilanteesta. Tästäkään syystä me emme tiedä mitään näistä Eurooppaan tulevista ihmisistä. Tiedämme vain, että monille näistä lapsista ei ollut minkäänlaisia asiakirjoja mukanaan, mutta kaikesta huolimatta he ovat läpäisseet rekisteröinnin ja nyt todennäköisesti heidät pakotetaan prostituutioon tai heistä tulee pakkotyön uhreja. Mitä me voimme tehdä, jos meillä ei ole kunnon tietokantoja? Emme voi käyttää esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmä. Frontex ja Europol ja muut vastaavat eurooppalaiset tahot eivät vielä tähän päivään mennessä ole saaneet täysimääräistä pääsyä näihin tietokantoihin. Miten me voimme taistella ihmiskauppiaita vastaan? jos jäsenvaltiot eivät onnistu vaihtamaan tietoja tai eivät niin halua tehdä. Miten Frontex voi koordinoida ulkorajojen suojaa, jos se ei pääse Schengen-tietojärjestelmään sellaisessa maassa, joka on mm, mitä suurin kohde siirtolaisille? Meillä on siis Frontex, meillä on Schengenin tietojärjestelmä, mutta mutta me estämme sen, että nämä kaksi tahoa voisivat olla yhteistyössä sekä rauhan että kriisin aikana. Kiitoksia ja Jotova. Puhemies, vastaisin seuraavaan kysymykseen. Haluammeko me hoitaa maahanmuuttokriisin vai hoidetaanko vain kriisin seurauksista? Jos tämä vastaus on, että haluamme käsitellä kriisiä, silloin olemme epäonnistuneet me emme ole ratkaiset vielä yhtään ongelmaa näiden ihmisten kohdalla, jotka pakenevat sotaa, kuolemaa. Emme ole lopettaneet pakolaisvirtaa, emme ole rauhoitelleet omia kansalaisiamme peloilta. Sen sijaan tehtäisiin solidaarisia päätöksiä ja näemme, että syntyy tällaista separatistista henkeä jäsenvaltioiden kesken. Muureja nostatetaan. Kriisi on saanut Euroopan uskomattomaan tilanteeseen ja me tarvitsemme poikkeuksella toimia nopeissa aikarajoissa. Meidän pitää käyttää mm, rajavartiostoa ja turvallisuushenkilöitä noudattaen kuitenkin kansainvälistä oikeutta. Komissio kuitenkin vain viivyttelee tässä rajavartiostokysymyksessä komissio käyttää kahdenlaista politiikkaa, koska Romania ja Bulgaria on suljettu pois sovelluskentästä. Tässä yritetään luoda tällaisia vyöhykkeitä kauttakulkumaiden Schengen maiden välillä. Miten olisi tällainen pysyvä sisäisten siirtojen mekanismi saataisiin toimimaan? Väliaikaiset toimet eivät tuo tuloksia. Arvoisa komission ja Balkanin alue on aivan erityinen alueensa siellä syntyy helposti kriisejä ja ne eivät oikeastaan koskaan lopu. Ei pidä leikkiä tulella. Ei ole oikein eristää Kreikkaa. Ei se ole sen vika, että sopimusta ei saatu aikaan äh, Turkin kanssa. Tämä on Euroopan ongelma, ei Kreikan ongelma. On korkea aika, että komissio hyväksyy ohjelman tässä asiassa. Tähän riittyy konkreettista toimintaa suunnitelmia. Kiitoksia ja nyt Chambatski. E Kiitos puhemies kansanpuolueen, SD-ryhmän ja Gwen edustajat, ettekö huomaa, että teidän politiikka on epäonnistunut täysin. Vuosien ajan on jo tätä maahanmuuttopolitiikkaa harjoitettu. Annatte rahaa Turkille, vaikka maa tukee salafisteja. ECRS puolestaan me olemme pyrkineet varoittamaan teitä, mutta meidän sanamme ovat menneet kuuroille korville. Monikulttuurisuus on epäonnistunut. Kiintiöt ovat ratkaisuna myös epäonnistuneet. Kölnin väkivalta, kun ajatellaan myös niitä rikoksia, joita turvapaikanhakijat ovat tehneet, tai kuinka paljon lapsia on kadonnut. Kaikki tämä on teidän syytänne, vain teidän syytänne. Meidän nyt pitää luopua verukkeista ja tyhjistä sanoista. Ja nyt Böge. Kiitokset rouva puhemies. Tosiaankin nämä järjestelmät, joita olemme luoneet, ovat tarkoitettuja normaaliaikoihin. Ne eivät kestä kriisejä. On pantava täytäntöön myös olemassa olevat sopimukset. Sanon tässä, että ulkorajojen suojasta on tultava yhteinen asia ja tämä koskee myös tasapainoista taakanjakoa mukaan luettuna rahoitus pakolaiskriisin hoitamiseksi, kuten perustamissopimuksen artiklassa 80 todetaan turvallisten lähtömaiden määrittely on ollut tarpeen jo pitkään, mutta Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohdalla olemme vielä pitkään tekemisissä romahtaneiden valtioiden kanssa ja epäonnistuvien valtioiden kanssa. Uskoisin, että myös naapuruuspolitiikkamme tarvitsee uudelleen tarkastelua ja uudelleen suuntaamista. Nyt puhutaan Turkki-fasiliteetista. Alun perin puhuttiin 500 miljoonasta budjetin budjetistamme ja kahdesta ja puolesta miljoon, miljardista jäsenvaltioilta, mutta ilman parlamentin osallistumista onkin yhtäkkiä hyvät komission jäsenet ilmoitettu, että miljardi tulee unionin budjetista. Näin ei budjettikumppaniin suhtauduta, sen sanon aivan selvästi. Torstaina pidetään Lontoossa lahjoittajakonferenssia Euroopan unionin lupaa siellä 2,2 miljardia, näin sanotaan. Ja pyydetään, että kaikki kaksinkertaistavat summat. Onko tämä nyt tuoretta rahaa vai onko tämä tuosta lokakuun 2015-2016 paketista. Ja sitten sanotaan, että Makedonian ja Serbian on autettava ja niidenkin tulee saada omaa apua. Sekin on oikein, mutta nyt unohdetaan, että alun perin otettiin 500 eh, miljoonaa koko budjetista ja vietiin se näiltä jäseneksi pyrkiviltä mailta. Tämä on pelkkää budjettipallottelua, joka kuuluu sirkukseen eikä mihinkään vakavasti harjoitettavaan budjettipolitiikkaan, kun on kyse pakolaiskriisin lopettamisesta. Kiitoksia. Ja nyt Piri. Dank u voorzitter. Terwijl de Europese Commissie hard haar best doet om... Kiitokset puhemies. Euroopan komissio tekee kyllä parhaansa muotoillakseen vastauksia pakolaiskriisiin, mutta todellisuudessa näemme toteutuvan vain vähän. EU:ssa ei ole solidarisuutta, yhteisvastuullisuutta ja Viktor Orbanin Eurooppa, vanha aitojen Eurooppa on joka päivä lähempänä. Oikeastaan Euroopan maissa on ainoastaan Alankomaiden hallitus, joka on luonut vaihtoehtoisen suunnitelman niin, että pakolaisia saataisiin suuressa määrin vaihtoehtoista reittiä Eurooppaan. Puhutaan 500 000 uudelleen sijoittamisesta vuodessa ja PVA, sosiaalidemokraattinen puolueemme, on tässä vielä kunnianhimoisempi. Me emme saa pysäyttää itseämme, jos jotkut ovat EU-ssa asiassa poikittain. Nämä laittomat reitit, joita ihmissalakuljettajat käyttävät, on saatava vaihtoehdoksi, joka ei todellakaan houkuttele. Miten? Siitä voimme tietysti taistella. Valitettavasti komissiolla ei ole tähän selvää vastausta ja asia on laitettu vain odottamaan. Kuinka paljon vaihtoehtoja uskotaan, että on tälle aitojen Euroopalle? Komission jäsen, voitteko te ystävällisesti selittää, miksi komissio on torjunut tämän suunnitelman ja sen ajatussuunnan ja miten neuvostossa on aikeilla saada sille tukea. Kiitoksia. Herra Daalen. Ja Puhemies, on hyvä nähdä teidät täällä neuvostosta. Täällä on valtavasti suunnitelmia EUn pöydällä, miten pitäisi tarttua pakolaiskysymykseen. Ja nyt pitäisi lopettaa näiden suunnitelmien laatiminen. Nyt on aika teoille. Alankomaiden pitäisi vielä tässä kuussa pitää huippukokous ja protestanttina pitäisi toimia vähän niin kuin Vatikaanissa toimitaan, kun valitaan paavia. Sitten kun päätös on tehty, niin sitten vaan valkoista savua pitäisi näkyä. Tässä tarvitaan hyvä sydämellistä kontrollia. Euroopan pitää ottaa vastaan ihmisiä, jotka pakenevat sotaa, mutta turvapaikanhakijat Algeriasta, Albaniasta, heille ei ole tilaa, heidän on parempi antaa elantonsa omassa maassaan ja antaa Euroopan hoitaa kehitysyhteisapunsa niin, että sielläkin tilanne paranee. Ja sitten meidän pitää estää se, että Turkki puuttuu nyt tähän asiaan. Heille silloin sopii hyvin, kun EU tekee hyviä ohjelmia. Se on ehkä heille paras, ohjelma, paras vaihtoehto. Kiitos. Kiitoksia ja nyt Koelho. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, sen jälkeen kun pakolaiskriisi käynnistyi, olen aina sanonut, että kahden rintamalla pitäisi Euroopan unionin toimia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hätätilanteeseen tulee puuttua, mutta puuttua myös perimmäisiin syihin. Me emme pysty käsittelemään hätätilannetta tarjoamalla pitkän aikavälin lainsäädäntöä, kun vaikutukset näiden myöhemmin. Jäsenvaltiot eivät alun perin reagoineet riittävän nopeasti ja se johtui välimerellä tragedioihin. Ja vasta sitten jäsenvaltiot tarvitsevat lisää varoja. Näin on käymässä Schengenin kanssa, kun kaikessa hädässä toimitaan. Italiassa ja Kreikassa järjestelykeskuksella ei ole riittävästä voimavaroja ja operaatioita ei ole toteutettu riittävässä väärin. Ja ikään kuin tämä ei riittäisi edes, on nähty myös, että jäsenvaltiot ovat päättäneet toimia omin neuvoin hyvin itsekkäällä politiikalla. Hätätilanteeseen puuttuminen on yksi asia, mutta oikeastaan tässä nyt jäsenvaltiot itse vaarantavat käyttämällä pakolaisia Schengenin. Vapaan liikkuvuuden Schengenin vastapainona on ollut aina yhteisten rajojen valvontaa. 2013 hyväksytty uusi seurantamenetelmä, ja nyt on käytetty Kreikassa, osoittaa, että me pystymme kyllä huomaamaan, jos ongelmia tulee. Mutta tässä kriisissä on nyt nähty, että Eurooppa tarvitsee myös äh, välineitä ratkaisemaan ongelmia, joita ei pystytä jäsenvaltiossa ratkaisemaan. Ja nyt Gaier. Kiitokset rouva puhemies, hyvät kollegat. 2006 budjettiin Euroopan unioni on pannut kaiken, mitä vain keskipitkä. Se oli mahdollista. On pyritty torjumaan näitä pakosyitä, jäsenvaltioita on pyritty tukemaan pakolaiskriisin hoitamisessa ja tähän kuuluu myös se, että EUn budjettivallan käyttäjät ovat antaneet käyttöön trust fundien varat. Jäsenvaltiot eivät ole vielä ollenkaan näin pitkällä. Kysymykseni jäsenvaltioille kuuluu, miksi te sovitte tällaisista välineistä, jos ette se kerro kerran kerran kykene niitä käyttämään ole siihen halukkaita. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti on osoittanut, että pakolaiskriisin hoitamisessa parlamentilla voi olla rakentava rooli. Siksi onkin hiukan kummallista, jos budjettivaliokunnan jäsenenä nyt joudun näkemään, että tämä parlamentti saa kuulla Turkin rahoituksesta vain lehdistä. Minun tietääkseni neuvoston edustaja ja komission jäsen eivät kumpikaan ole kuulleet parlamenttia tässä asiassa tähän mennessä. Tämä pitäisi hoitaa. Kiitoksia ja Marias. Kiitos. Jotkut perusteetta hyökkevät ja haukkuvat Kreikkaa, ettei ole Egeaverellä hallittu maahanmuuttovirtoja. Ja Kreikka pitäisi jättää Schengenin ulkopuolella, vaikka nyt näin enää ei vaadita. Mutta kun ajatellaan näitä tuhansia ja tuhansia pakolaisia, joita Turkin salakuljet ovat tuoneet, niin mitä niiden kanssa tehdään? ovat upottavat vain laivoja ja aluksia. Miksi todellakin tuhannet ottavat sen riskin, että ehkä jopa hukkuvat matkallaan, eivätkä halua mennä esimerkiksi Turkkiin tai Bulgariaan? Miksi Kreikasta on tullut tällainen magneetti tässä kriisissä? Se on ainoa Schengen maan, joka on vähänkään Kreikan kaltainen. Schengen maa antaa myös asiakirjat, että voidaan jatkaa Saksan suuntaan. Jos Atena jättää Schengenin, niin todennäköisesti 90 prosenttia näistä ihmisistä ei edes tulisi enää Kreikkaan. Kielteisiä vaikutuksia varmasti nähtäisiin vähemmän meidän maassamme. Me hyötyisimme siitä suorastaan. Eli ei pidä puhua kahdella pallilla. Kun ajatellaan, kuinka paljon ihmisiä tulee Tanskaan, Ranskaan tai Saksaan. Että katsotaan, mitä tapahtuu Ankarassa ja keskukset on perustettu oikeisiin paikkoihin. Kiitoksia ja nyt Kyrtsos. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies vaikka meillä on omat oikeutetut varauksemme, meidän on annettava Turkille sille luvattu rahoitus, jotta se voi tukea näitä miljoonia pakolaisia, joita Turkissa tällä hetkellä on. Mitä enemmän me tätä asiaa viivytämme, sitä enemmän pakolaiskriisi karkaa käsistämme. Edessämme on hyvin hankalat ajat ja nyt voimme havaita, että tuhansia on edelleenkin vielä tulossa talvella mm, tietenkin jonkin verran vähemmän. Puhutaan ehkä 150 000 ihmisestä kuukaudessa huhtikuusta alkaen, kun säätilat muuttuvat. Jos Ankara alkaa harjoittaa tiukempaa politiikkaa, vasta sitten näemme jonkinlaista voimakasta vähenemistä siirtolaisvirroissa. Ensin pitäisi saada Turkin hallitus yhteistyöhön ja jotta se olisi mahdollista, pitäisi kattaa Turkissa olevien pakolaisten perustarpeet me pyrimme saamaan nyt huomattavan vähennyksen pakolaisvirtoihin, jos me tuemme heitä Turkissa meidän täytyy ensinnäkin huolehtia siitä, että lähetämme nämä rahat, jotta näemme mikä on Ankaran reaktio ennen kuin teemme mitään lopullisia päätöksiä. Monet kollegat uskovat, että rahan viivyttämisellä tai jättämällä maksamatta rangaistaisiin Turkin hallitusta. En pidä sitä mitenkään myönteisessä arvossa, mutta minusta viivyttämällä rahoja me vain söisimme pohjaa pois miljoonilta pakolaisilta leikata heidän mahdollisuuksiltaan. Kiitos puhemies. Tässä keskustelussa näinä tunteina ja kuukausina parlamentissa liittyy myös arvoihin Euroopassa, mutta rinnalla käydään toinen keskustelu, joka pelkästään kaiken Italian hallitusta vastaan. Me tarvitsemme tässä politiikkaa, eikä tällaista järkeilyä vain politikoinnin nimissä kuten Weber esitti. Mietin esimerkiksi, ei tässä ole sanakaan sanottu siitä, mitä Orban edustaa teidän puoliryhmässänne. Ja se on, siellä on aitoja pysytetty meidän Euroopassa. Tämä on monimutkainen kysymys. Ja miksi sitten tarvitaan puhetta politiikasta, Euroopan arvoista, Schengenistä, miten tarttua Schengeniin ja miten hallita pakolaisia ja miten auttaa Kreikkaa ja Italiaa ja miten auttaa Turkissa pakolaisleireillä pakolaisia. Siitä täytyy myös puhua. Voi olla, että tällaisen kysymyksen voi jättää tänne ilmaan roikkumaan. Ja tähän lopetan, että ehkäpä Weber ei Rentse kohta ikään hyökännyt, vaan paremminkin Junckerin komissiota vastaan. Now, Mr. Bare- ja nyt Barekov. Dobro večer аз съм европеец, но на първо място... Puhemies. Olen eurooppalainen, mutta ennen kaikkea olen bulgaarialainen EU tällä hetkellä on epäonnistumassa. Schengeniä ei enää ole. Nyt on uudet rajat ja EU on, EUlla on erilaiset vaihteet. Köy, Köyhimmät maat EU:ssa ovat muuttumassa getoiksi. Euroopan johtajat eivät kykene tekemään päätöksiä, yksinkertaisia päätöksiä. Me teemme liikaa myönnytyksiä Erdoganin hallinnolle Turkissa, joka ostaa Daesilta ISISiltä öljyä. Se, että Kreikka ja Bulgaria on tehty köyhiksi, on rikos Euroopan kansalaisia vastaan. Saksan täytyy maksaa nämä kolme miljardia ja Euroopan pitää tukea Bulgaria, kun se yrittää turvaamaan unionin ulkorajat. Täm, nämä rahat pitää myöntää Bulgarialle ja Kreikalle. Kiitos Zver. Kiitokset puhemies. Saanen todeta muutamankin eri seikan. Ensinnäkin väkivalta pakolaisia vastaan on tärkeä aihe käsiteltäväksi. Sitä ei pidä unohtaa, varsinkin kun puhutaan lapsista, tuhansista, kymmenistä tuhansista lapsista. Järjestäytynyt rikollisuus ei odota eikä lepää laakereillaan. Todennäköisesti se pyrkii vain hyötymään tästä ongelmasta. Meidän on pidettävä huolta myös eurooppalaisista tytöistämme. Tiedämme kaikki, miksi tämä on tärkeä aihe. On monia kysymyksiä, joihin pitää vastata. Esimerkiksi kuinka käsitellä kaikki nämä kysymykset, joita olemme yrittäneet käsitellä jo vuosikymmeniä ja miten voidaan järjestää ja rajoittaa siirtolaisvirtoja. Me emme voi olla vihaisia muille. Meidän pitää voida luottaa omiin voimiimme ja pitää Schengen yllä. Tämä on testi, joka meille on asetettu ja tämä on testi koko Euroopan unionille. Luojan kiitos, osa tätä ratkaisua löytyy rajavalvonnasta ja neljäs seikka, jota haluaisin korostaa, on se, että pakolaisten statuksen osalta meidän tulisi pyrkiä pelastamaan Euroopan unioni hinnalla millä hyvänsä ja siksi meidän on suhtauduttava näihin siirtolaisvirtoihin vastaavasti. Autetaan Albaniaa, Makedoniaa ja muita maita sieltä, missä vain voimme ja missä se on tarpeen. Muutoin meidän pitää lyhtyä palauttamaan talouspakolaisia. Lopes Aguilar. Puhemies, jälleen kerran käydään pitkä ja surullinen keskustelu, eikä se koskee turvapaikanhakijoita, vaan Eurooppaa, välipetöntä Eurooppaa, ajatellen näitä lapsia. Ja, ja tämä ei ole kovin ihmillinen kuva, kun ajatellaan noita ihmisiä noilla rannoilla. Ja Schengen on tässä taistelutuoksinassa kadonnut. Ja neuvostossa on hylätty kokonaan myös se, että enää voitaisiinkaan vapaasta liikkuvuudesta tinkiä jopa takavarikoran omaisuutta ihmisiltä, jotka hakevat turvaa meidän luotamme. Mitä Europolista on puolestaan nähty, että jopa 10 000 lasta on kadonnut teille tiettymättömille hylättyinä ja hyväksikäyttäjien käsissä. Aivan käsittämätöntä, että mitä Jacques Delors totesi, että tämä on ikään kuin pyörä, jos ei poljeta, niin se kaatuu. Ja tämä on nyt johtanut mitä synkimpään tilanteeseen Euroopassa. Tässä otetaan takapakkia myös solidaarisuudessa jatkuvasti, kun hylästään kaikkein haavoittuvimmat myös Kreikassa, nämä epätoivoiset ihmiset. Kiitos ja Jurek. Kiitokset, rouva puhemies. Olemme kuulleet paljon kauniita julkilausumia, mutta tästä koko luettelosta puuttuu uskottavuutta. Miksi me olemme hiljaa, kun joku todella pyytää apua tai kun kuulemme epämiellyttäviä totuuksia, kun kuulemme esimerkiksi seuraavan totuuden, kristittyihin pakolaisiin kohdistuva väkivalta, jota harjoittavat muut pakolaiset vastaanottokeskuksissa meidän kaupungeissamme on olemassa oleva seikka. Pitää pitää huolta siitä, että Euroopan parlamentti on tästä tietoinen. Meillä on päätöslauselma, jossa nämä faktat on mainittu ja siitä on pitänyt keskustella jo viikkoja. On hyvin vaikea puhua tällaisista asioista. Maahanmuutto, pakolaisuus eivät ole eri käsitteitä, joskus ne ovat jopa vastakkaisia. Ei ole kyse vain yhteisvastuullisuudesta, kyse on siitä, että pakotetaan monikulttuurisuuteen maissa, jotka ovat onnistuneet siltä välttymään. Kiito, kiitoksia puhemies. Me olemme nyt valtavien maahanmuuttopaineiden alla ulkorajoilla. Se asettaa myös koetukselle, miten perussopimuksia hallita myös Schengeniä meidän täytyy pystyä löytämään oikea tasapaino, kun punnitaan myös turvapaikanhakijoiden vaatimuksia, tarveita, niin että me selviydymme kansainvälisistä velvoitteista ja se, että emme pysty ottaa vastaan taloudellisia pakolaisia. Viimeisten tietojen mukaan, vaikka eivät tarkka on niin kaiken kaikkiaan 55 000 äh, tulee joka päivä Turkin rannikolle. Ja totta kai me olemme paljon saaneet aikaa viime kuukausina, että meidän täytyy löytää myös lyhyemmällä aikavälillä ratkaisuja. Olen vakuuttunut, että Euroopan unionilla on jo riittävästi säännöstöä, joka olisi hyödyksi. Sitä täytyy käyttää nyt hyväksi jokaista kirjainta myöden, että Schengeni voidaan puolustaa, mutta on tietty raja, ei voida kuitenkaan eh, ylittää. Järjestelykeskukset ja kiintiöjärjestelmä, eh, varmasti ovat kaksi tärkeintä asiaa, jotka on nyt toteutettava tämän ilmiön parissa Euroopan unionissa täytyy löytää yksimielisyys myös rahoituksesta kolme miljardin osalta Turkille, jotta voidaan maahanmuuttovirtoja joten hallita tänä ja ensi vuonna. Turkki voi olla maantieteellisesti tärkeä kumppani, jotta päästään tavoitteeseen virtujen hallinnassa. Tässä historiallisessa hetkessä ei voida sallia, että me kaikki otamme vasten Kiitos. Thanks. Kiitos. Ja nyt edustaja Denano. Merci, Kiitos puhemies. Todellakin kollegat, kaksi miljoonaa pakolaista, lähinnä syyrilaisia, on virallisesti otettu vastaan Turkin maaperälle – eikä se voi jättää meitä välinpitämättömiksi, koska heidän tavoitteena joka tapauksessa on enemmän mitä myöhemmin tulla meidän maihimme. Tai sitten mennä johonkin muuhun Euroopan unionin maahan. Turkki todellakin on geostrategisesti tärkeässä osassa ja meidän täytyy olla tietoisia siitä. Se luo velvoitteita Turkille, mutta myös Euroopan unionille. Ajatus siitä, että Euroopan unioni antaa tukea Turkille on erittäin fiksu ja voi tukea sitä, mutta se täytyy hoitaa avoimesti. Kuka maksaa tämän tuen? Jäsenvaltiot vai EUn talousarviosta, kun se tulee vai molemmista? Ja kuka tuen saa puolestaan? Turkin hallitusko, kansalaisjärjestöt vai kuka näitä varoja käyttää? Paljon kysymysmerkkejä. Kysymyksellä on löydettävä vastaus. Kaikki on tehtävä, jotta Turkki voisi ottaa vastaan arvokkaalla tavalla maaperälleen pakolaisia. And now Mr. Christopher. Ja nyt herra Kristoforu. Kirja Proedre, pistevo Puhemies, minä uskon, että pakolaiskriisi koskee meitä kaikkea. Ja ennen kaikkea se koskee tietysti EU. -hun. Ja nyt kun tässä arvostellaan itseämme, niin kyllä meidän pitää sanoa, ehkä kaikki ei ole tapahtunut niin kuin olisi pitänyt, mutta jos kaikki ovat tehneet samaan kuin EU, ehkä kriisi ei olisi niin huono kuin se nyt on. 2015 EU antoi tällaista tukea äh, tälle isolle kysymykselle, kuinka monia keskusteluita, kuinka paljon ponnisteluita, tarmoa, toimintaa EUta on vaadittu viitataan tilannetta vaikka Venäjään tai USAhan, Arabiliikaan, muihin maihin kuin EUhun. Ne eivät oikeastaan ole tehneet yhtään mitään. Ja täällä vain arvostellaan EUta. Nyt pitää tehdä ainakin yksi asia selväksi. Ei Kreikka luo näitä pakolaisia. Kreikka ottaa heidät vastaan samanaikaisesti, kun muut maat rakentavat muureja. <laughs> Kreikka osoittaa solidaarisuutta ponnistelevat kreikkalaiset vaikeassa taloudellisessa tilanteessa vähin resurssein ovat osoittaneet hienoa esimerkkiä ja ne, jotka jatkuvasti syyttelevät, hyökkäävät Kreikkaa vastaan, eivät tue EUta. Ne, jotka sanovat, että Kreikka pitäisi panna e- Schengen ulkopuolella itse asiassa he haluavat räjäyttää koko EUn lopettaa sen. Ja jos me haluamme puhua vastuukysymyksistä, meidän pitää kääntää katse Turkkiin, koska Turkki itse asiassa lähettää pakolaisia Kreikkaan. Mitä tulee tapahtumaan, jos Kreikka palauttaisi heidät Turkkiin? Ja vielä lopuksi, puhemies, haluan sanoa vielä, että Kreikan kansalaisia pitäisi tukea komissiosta käsin. Heille pitäisi antaa Nobelin rauhan palkinto urheas, urheudestaan. Ja nyt vuorossa on jäsen Post. Kiitoksia puhemies. Sitten kello kolmen olen kuunnellut ja voin vain todeta, miten syvästi pettynyt olen keskustelun tasosta ylipäätään. Minä olen häpeissäni ja kauhussani, mitä kaikkia pitää kuunnella. Minä häpeän kansalaisten edessä. Minä olen sitä mieltä, että tässä aika vaarannetaan valtavan paljon arvokkuutemme, koko Euroopan unionin hanke ja vaarannamme myös uskottavuuden Euroopan hankkeeseen myös kansainvälisessä yhteisössä, jolle me voi puolustaa ihmisoikeuksia, jolle me emme voi viedä eteenpäin humanismia, niin kuka sen sitten tekee? Täällä puhutaan isistä ja rasismista. Tässä on kyse samasta ideologiasta. Sitä on Euroopassakin ja sitä joudutaan lähidässäkin torjumaan. Meidän täytyy olla kykykkäitä ja tehdä yhteistyötä. Nyt Neuvosto ei osoita kunnioitusta komissio tai parlamenttia kohtaan. Se ei ole arvokasta yhteistyötä. Amnestyn viimeisimmän raportin mukaan lapsiin ja naisiin kohdistuu jopa iskuja. Virkamiehet tekevät sitä komissio, mitä täytyy tehdä. Meidän täytyy kantaa huolta näistä kysymyksistä. Se on meidän vastuullamme. Kun meidät aikanaan valittiinkin, niin silloin meidän täytyy kaikkien arvoa viedä eteenpäin yhtäläisesti. Muutoin varannamme koko Euroopan tulevaisuuden. Mr. Rade Ja seuraavana Radev. Благодаря, госпожо Puhemies, hyvät naiset ja herrat, nyt on korkea aika saada selkeä visio siitä, minkälainen suunta maahanmuuttopolitiikalla me haluammeko me jatkossakin soveltaa avoimien ovien politiikkaa asiassa vai haluammeko vähentää muuttovirtoja ja taata kansalaisten turvallisuuden täällä Euroopassa ilman, että kuitenkaan rikomme kansainvälistä oikeutta. Olen vedonnut vahvistettua, vahvistettujen ulkorajavalvontojen puolesta. Bulgaria rajat ovat olleet varmoja ja turvallisia jo pitkään. Jos kaikki maat toimisivat samoin, luottamus, keskinäinen luottamus kasvaisi ja vapaa liikkuvuus voitaisiin säilyttää EU:ssa Tämän takia on erittäin tärkeää, että uusi Euroopan rajavartio virasto pystyy varmistamaan ei vain Schengen-rajat, vaan myös kaikki ulkorajat unionissa. Tämä osoittaisi myös, että etsimme todellisia eurooppalaisia ratkaisuja maahanmuuttotilanteeseen. Ikävä kyllä, Bulgarian rajavartiosta on vaikea tehtävä Turkin rajallaan. Varsin usein heitä arvostellaan ulkoma- ulkomaalaisista kansalaisjärjestöistä käsin. Tämä on mielestäni tuomittavaa. Sitä ei voida hyväksyä varsinkin, koska kaikki tutkimukset, joita on tehty, että varmennettaisiin, onko Euroopan oikeutta vastaan rikottu, kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että päinvastoin on tilanne. Haluaisin myös kiinnittää huomionne siihen, että on välttämätöntä harjoittaa yhteistyötä EU-naapurimaiden kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka ottavat eniten maahanmuuttajia vastaan ja jotka ovat kauttakulkumaita. kulkumaita kumppanuudessa näiden maiden kanssa voitaisiin saada aikaan tehokkaampaa toimintaa ihmiskauppiaita vastaan ja vähentää pakolaisvirtoja. Kiitoksia. Ja nyt Dalli. Grazie, chair, commissario, kollegi. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Valitettavasti me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että sen sijaan, että me puutuisimme maahanmuuttokriisiin, Euroopan unioni kierteli ja kaartelee politiikalla, joka puuttuu vain seurauksiin. Tämä ylittää Euroopan unionin rajat, siksi se edellyttää yhteistä toimintaa eri maiden kesken. Nämä haasteet heikentävät rajojamme, lainsäädäntöämme, ja koska ne voivat olla tällaisen kriisin kourissa, tässä on kyse Schengenistä ja Dublin-asetuksesta sisäisten siirtojärjestelmä ei toimi sekään vielä kunnolla. Suurin taakka on niiden maiden harteilla, jotka ovat eturintamassa rajoillamme. On nyt tarpeeton ruveta osoittamaan syyttävää sormea kehenkään maahan, mutta ei tietenkään voi ajatella, että mitä tukea ei annettaisi rajavalvonnassa. Me olemme nyt nähneet, että Ongelma on hoidettava yhteisesti, muuten tässä kierretään kehää ilman, että puututaan vakavassa mielessä ongelmaan. Loppujen lopuksi tulee vielä suurempia ongelmia vastaan. Zoma. Danke, Frau Kiitokset, rouva puhemies. Täytyy todeta, että minua on viime viikkoina kovasti ärsyttänyt tällainen, että sanotaan, eurooppalaista ratkaisua tarvittavan pakolaiskriisissä. Meillähän on se oikeastaan jo. Meillä on oikeastaan ihan hyvät lait. Tietenkin siellä täällä pitää vielä hiukan kiristää ruuveja. Me olemme epätavallisessa tilanteessa, mutta oikeastaan ne lait, joita meillä on turvapaikka-asioissa ja maahanmuutossa eivät ole hullumpia. Monet jäsenvaltiot eivät vain noudata niitä. Tämä pitäisi yksinkertaisesti sanoa kansalaisille kotona. Äh, entäpä jos hekin ylen katsoisivat lakeja ja sopimuksia, jotka ovat olemassa. Ei sellainen käy, että jäsenvaltiot eivät noudata sopimuksia eivätkä pitäydy lupauksissaan. Ensin on sanottu, että ei voida antaa rahaa, ei voida huolehtia pakolaisista, Frontex ei voi saada riittävästi henkilökuntaa, vaikka näin on luvattu, ei lisää toimivaltuuksia, Turkki ei saa sille luvattuja kolmea miljardia euroa. Ja mitä oikeastaan on kolme miljardia euroa? Se kuulostaa paljolta, mutta miettikääpä paljonko Kreikkaan on virrannut. Miettikää kuinka paljon edullisempaa lainausmerkeissä mielessä jäsenvaltioille olisi maksaa tuo kolme miljardia euroa sen sijaan, että otetaan kaikki nämä pakolaiset vastaan. Ja todellakin minä lähden siitä, että he eivät suinkaan halua jäädä Eurooppaan, vaan haluavat odottaa lähellä kotimaataan, että pääsevät palaamaan. Missä on se usein ylistetty eurooppalainen yhteisvastuullisuus? Ilmeisesti jotkut jäsenvaltiot kannattavat sitä vain silloin, kun on mahdollista saada rahaa Euroopan budjetista. Silloin kyllä halutaan yhteisvastuullisuutta, mutta eihän tällainen käy. Ei ole mahdollista mahdollista, että jäsenvaltiot yksinkertaisesti kieltäytyvät toimimasta ja muut joutuvat kantamaan koko taakan yksin. Minusta tällaiset jäsenvaltiot on pantava toiminnasta vastuuseen ja minusta komission pitäisi toimia tämän suuntaisesti. Tätäkin varten on olemassa mekanismeja. Vetoan sen puolesta, että käytetään sopimuksen loukkaamismenettelyä ja miettiä, voidaanko tietyille jäsenvaltioille ylipäätään enää antaa mitään tukia Euroopan budjetista. Kiitoksia ja sitten Q-Food. Thank you so much, Mrs. President. Kiitoksia kovasti, komission jäsen, hyvä ulkoministeri. Hauska nähdä jälleen teidät täällä, kuten kaikki tietävät, Dublin-järjestelmä on romahtanut. Schengen on seuraavaksi vuorossa, me toimii. Tämä on suoraan tulosta solidarisuuden puutteesta, yhteisestä lähestymistavasta ei ole, ole puhettakaan. Se on seurausta myös siitä, että ulkorajoilla kunnolla valvottu. Liian moni jäsenvaltio ei kanna omaa vastuutaan pakolaisesta, kun sitten joissakin turvapaikkahakemukset ovat kymmenissä tuhansia, joissakin sadoissa tai jopa vähemmässä. Ne jäsenvaltiot, jotka kantavat suurimman vastuun virosta, Saksa, Ruotsi, Tanska, Itävalta, joutuvat valitettavasti myös ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin lainsäädännössä, kuten on nähty. Siinä vain pyritään jotenkin selviytymään valtavista määristä pakolaisia. Syy tähän on se, että Eurooppa ei ole pystynyt puuttumaan kriisin perimmäisiin syihin, ja totta kai ei ole osoitettu myöskään solidaarisuutta yhteistyössä. Vain neljä jäsenvaltiota antaa YK on tavoitteen verran 0,7 prosenttia kehitysapua. UNCHR ja muut YK-virastot tarvitsevat kipeästi rahaa. Neuvosto, komissio, toimikaa myös tällä rintamalla niin, että jäsenvaltiot kantaisivat vastuun pakolaisista, mutta myös, että puututaan perimmäisiin syihin, kun ihmiset pakenevat. Kiitos. Ja nyt Dias de Mera. Senora, Schengen está en peligro Schengen on vaarassa, sitä täytyy suojella. Mikään tilanne, vaikka olisi kuinka monimutkainen, voi vaarantaa liikkumisvapauttamme niin. Ja lisäksi täytyy pelastaa ihmishenkiä ja pitää kiinni palauttamiskieltoperiaatteesta. Meidän ponnisteluidemme pitää olla kahden suuntaisia ensinnäkin lopettaa syrjässä ja toiseksi kantaa vastuu sitoumuksista, joihin on ryhdytty uudelleen sijoittamisen sisäisissä siirroissa, infrastruktuurikysymyksissä, talouskysymyksissä. Puhun solidaarisuudesta ja nyt komissiolle ja neuvostolle teidän pitää hyväksyä lopullinen sopimus, sopimus siitä, miten rahoitetaan tämä kolme miljardia euroa, jotka on luvattu Turkille pitää selvästi johtaa tätä asiaa ja asettaa tietty ehdollisuus tähän. Pitää lopettaa jo tämä neuvoston pattitilanne. On välttämätöntä kiireellisesti toimia näissä järjestelykeskuksissa. Pitää järjestellä ihmisten saapuminen EUn alueelle. Kaikkien valtioiden pitää kantaa oma vastuunsa. Mm-hmm niin niiden, jotka rekisteröivät ja identifioivat pakolaisia, kun taas muutkin, jotka ovat vastuussa uudelleen sijoittamisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta integroimisesta ja pitää <clears throat> siihen asti, että konflikti loppuu pitää pyrkiä auttamaan kotouttamisessa, koska ihmiset haluavat kuitenkin palata koteihinsa Siellähän he haluavat olla. Puhun kauttakulun hätätilanteesta sillä välin pitää suojella enemmän ja paremmin ulkorajojamme ja palauttaa ne, jotka eivät saa kansainvälistä suojelua. Ja kaikki tämä löytyy ihmisoikeusperuskirjasta. Kiitoksia ja nyt Kienji. Olen aivan samaa mieltä sen kanssa, mitä komissio ja neuvosto totesivat, mutta minusta vaikuttaa, että olemme hyvin kaukana siitä, että olisimme löytäneet yhteisiä vastauksia. Minä pelkään, että me niitä löydäkään, ainakaan ennen kuin näiden yhteiskeskustelujen perään saadaan myös poliittisia päätöksiä, jotka ovat kunnianhimoisia, niin että meillä on myös toimenpiteitä, joita neuvosto ja parlamentti yhdessä hyväksyvät. On aivan skandaali, että tänä päivänä 400 Pyyntöä on vain tehty sisäiseksi siirroksi jäsenvaltioissa. Maahanmuuttovirtoja ei voi pysäyttää, ellei yhdessä hyväksytä hätätoimenpiteitä ja harjoiteta pitkän aikavälin politiikkaa. Ja kaikki tämä nimenomaan juridisesti puitteissa, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. pidä paikkansa herra komission jäsen, ihmishenkien pelastaminen ja palauttamiskieltoa ovat arvoja, joista ei tingitä. Eli meillä ole pitkän aikavälin näkymiä Euroopassa. Me joudumme uhriksi poliittisessa katastrofissa ja annamme tämän kaiken ääriliikkeiden käsiin. Ja silloin me viemme pohjan kaikilta saavutuksilta, henkilöiden vapaalta liikkuvuudelta. Ja tämän loppu merkitsisi myös koko yhdentymisen loppua. Kiitos. Thanks and the next... Kiitoksia ja seuraavana Gräisle herren kommissare! hyvä komission jäsen, olette hyvin urhea tänä iltapäivänä, mitä kaikkea olisittekaan tänä aikana voinut saada aikaan. Olisitte voinut käsitellä sitä kysymystä, miksi toistaiseksi voimassa ollut EUn välimeriohjelma, joka on pyrkinyt nimenomaan demokratisointiin, on jäänyt sillä lailla jumiin. Lähes 80 prosenttia varoista on jäänyt sijoittamatta alueella, jossa pitäisi sijoittaa ne mitä pikimmiten. Puhuttiin siitä, kuinka paljon näistä varoista todella todella tulee pakolaisten käyttöön. Voisitte vastata myös siihen kysymykseen, miksi uuden rahan on määrä vaikkapa trust fundeista saada aikaan se, mihin tähän astiset varat eivät ole pystyneet. Haluaisin yhdessä monien kollegojen kanssa pyrkiä löytämään näihin yhteisiä ratkaisuja. Tuen ehdotuksia, jotka teitte, tuen komission ehdotuksia ja vaatisin lisäksi, että kaikki jäsenvaltiot jotka itse hyötyvät EU-yhteisvastuullisuudesta, olisivat hiukan toisella kannalla. Monet täällä jo mainitsivat tämän. EU:ssa tietyt kidutusvälineet ovat aina tehonneet ja uskon, että tässäkin tapauksessa se onnistuisi, koska rahojen pidättäminen on kieli, jonka ymmärtää ilman tulkkejakin. Ei ole kyse pelkästään Kreikasta, Italiasta, Saksasta. Kyse on meistä kaikista. Ja siksi kollegojen pitää voida todeta, että kaikki ne, jotka vaativat yhteisöllisyyttä, mutta kotona sitten kieltäytyvät omissa puolueissaan siitä. Heille haluaisin sanoa, että pitäisi hävetä koko keskustelu on ollut vietynä aivan väärille urille. Tämä keskustelu on tarpeen ja nämä asiat pitää voida saada sanottua. Kiitoksia ja nyt Metsola. Kiitoksia puhemies. Nyt olen istunut täällä neljä ja puoli tuntia. Vieläkin minusta on ihan oikein, että käymme tätä keskustelua, mutta varmasti voimme kaikki sopia siitä, että kansalaiset pyytävät konkreettista toimintaa. Jäsenvaltiot he ovat kuulleet tarpeeksi puhetta. Me kaikki olemme. Jos valtiot eivät voi kokoontua yhteen tärkeissä kysymyksissä näinä aikoina, ei ole mikään ihme, että ihmiset menettävät uskonsa poliittisiin prosesseihin. On turhaa sopia lainsäädännöstä silloin, kun täytäntöönpano tai poliittinen tahto puuttuu mitä tulee Schengenin, meidän täytyy ymmärtää, että meillä ei ole sisärajoja, koska me lupasimme, että ulkorajamme olisivat turvallisemmat, varmemmat. Toinen on riippuvainen toisesta asiasta. Me luotimme jäsenvaltioita täyttävät velvoitteensa ja joissakin tapauksissa olemme joutuneet pettymään, joten on selvää, että tarvitsemme enemmän vahvempia toimenpiteitä, mutta tämä yksin ei vielä riitä. Tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa tarkastellaan joka ikistä seikkaa. Mitä tulee palautuksiin, niin ihmiset täytyy palauttaa noudattaen täysin palauttamiskieltoperiaatetta ja ne, jotka etsivät suojaa, heidän pitää antaa tilaisuus pyytää sitä, mutta jos voi saada ei voi saada suojaa. Silloin voidaan nopeasti turvallisesti palauttaa kotimaansa. Ne, jotka aidosti tarvitsevat suojelua, heidän pitäisi löytää suojaa täältä Euroopasta ja muista turvallisista maista. Tietenkin haasteita on, mutta e- tapa eteenpäin on toimia tässä kahdella tavalla. Ihmiset, jotka pakenevat sotaa, heille pitää antaa oikeudet, joihin heillä on oikeus, mutta on myös reilua odottaa sitä, että he kunnioittavat arvoja, joille EUkin perustuu lopuksi. Hiljattaiset hyökkäykset eurooppalaisissa kaupungeissa ja populismin nousu on häiritsevää, huolestavaa. Kölnin tapahtumat ja hiljattaiset rasistiset hyökkäykset liittyvät kysymyksiin, joihin nyt pitää tarttua. Meidän pitää suhtautua tiukemmin vihaan ja poliitikkoina meillä on aivan erityinen vastuu tässä mielessä. Meidän ei pitäisi tätä, tästä olla välittämättä. Kiitos. Kiitoksia Fernandes Jose. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvä komission jäsen, neuvosto. Jos me todella haluamme puuttua pakolaiskysymykseen, ehkä voitaisiin aloittaa siitä, että me ensin noudatamme EUn arvoja, noudattaa niitä myös käytännössä, niin että saadaan aika kourin tuntuvaa toimintaa. Kuten Robert Zimmer totesi, vuonna 50 tarvitsemme todellakin konkreettista toimintaa. Vain niin voidaan ongelmat ratkaista. Ja näin saadaan aikaan rauhaa, näin voidaan vastata haasteisiin ja tässä tapauksessa nimenomaan pakolaisen kriisin aiheuttamaan haasteeseen. Tarvitaan yhteisvastuuta, mutta ei se tarkoita pelkästään, että ihmiset otetaan vastaan. Se merkitsee myös sitä, että jotenkin tämä organisoidaan. Jotkut jäsenvaltiot ottavat vastaan, saavat miljoonia euroja EU-varoja, mutta eivät kuitenkaan pysty käyttämään senttiäkään tämän ongelman ratkaisemiseksi. Toisin sanoen, meillä on käsissämme ongelma ja ilmassa on paljon kysymyksiä. Ja sen valtiot eivät aina ole kantaneet omaan korttaan kekoon. Kun jäsenvaltiot jotain on annettu, niin ehkä se olisi voitu antaa Libanonille tai Jordanialle. Mutta miten taataan seuranta, miten taataan se, että varat käytetään oikein siellä? Meidän täytyy olla myös toiminnassamme uskottavia, ennen kuin se on liian myöhäistä ilman radikalismia ja populismia. Kiitoksia. Viimeinen puhuja ennen Catch the Eye-menettelyä, Korat Sabilt. olkaa hyvä. Puheimies, kun jäsenvaltiot näyttävät, miten jakautuneita ne ovat, asiassa lapset kuolevat merellä. Meidän on pelastettava kaikki ja annettava heidän saapua Eurooppaan arvokkaasti. Eh, pakolaisten kriisihän tämä on, ei meidän. Ja lapsille Euroopan täytyy merkitä turvaa ja suojelua. Me tiedämme, mitä pitää tehdä. Ei ole mitään kansallisia ratkaisuja. Meillä on yhteiset säännöt vastaanottamisesta, rekisteröinnistä, uudelleen sijoittamisesta, palauttamisesta sen sijaan poliittista tahtoa jäsenvaltioilta. Neuvoston on nyt toimittava yhdessä jaettava vastuu. Pitää ainakin antaa rahoitus, jotta voidaan parantaa pakolaisten olosuhteita ja suojella heitä paremmin Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa. Pitää tehostaa ihmissalakuljettajien vastaista taistelua kaikin keinoin ja tukea Frontexia. Juuri salakuljettajien tulisi pelätä, ei pakolaisten. Ja lopuksi puhemies, eikö niin, että Turkki on osa ratkaisua pitkällä ja lyhyellä aikavälillä? Eivät kaikki ne, jotka tulee Eurooppaan, ole kuitenkaan oikeutettuja jäämään. Siksi on niin tärkeää ottaa sormenjäljet, jotta voidaan erotella ne, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun ja ketkä ovat vain taloudellisia pakolaisia. Tehokas ulkorajojen valvonta on ennakkoedellytys sisäiselle vapaalle liikkuvuudelle. Sisäiset rajatarkastukset saavat olla vain väliaikaisia viime käden keinoja, niissä on kunnioitettava sääntöjä. Jäsenvaltioiden pitää nyt olla vakavia vakavissaan siinä, miten korkeaksi ei Schengenin kustannukset muodostuvat ja neuvosto on tässä vastuussa. Kiitoksia puhemies. Bardzo, pani poseł. E, teraz przechodzimy do mojej ulubionej procedury. Catch day. Kiitos. Sitten seuraavaksi menettely ilman puhuja listaa. Aika rientä, olen pahoillani, mutta joudun tässä valikoimaan monista toiveista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 minä uskon, että EUn täytyy toimia nopeammin, koska maahanmuuttokriisi ei tästä helpotu. Minulla on kolme kommenttia, vakavia kysymyksiä. EU uskoakseni joutuu tukemaan lapsia ovat kaikkein eniten uhanalaisia. Meidän pitää mielestäni luoda jonkinlainen mekanismi tai väline, jotta varmistamme, näiden laiden turvallisuuden, jolla ei ole huoltajaa mukana. Ja heidät pitää saada turvallisiin keskuksiin, heitä ei pidä jättää vain kaduille. Frontex voisi keskittyä tähän välittömästi. Toinen asia. Rajojen suojelu mukaan lukien merirajojen suojelu 18. helmikuuta neuvoston täytyy ryhtyä toimiin asiassa. Tarvitaan konkreettia, jotta voidaan varmistaa turvallisuus ja tuleva solidaarisuus. Edustaja Head. Kiitos puhemies. Tuhannet ihmiset pakenevat sotaa meidän mantereellemme Eurooppaan. Meidän velvollisuutemme kanssaihmisenä on itsestään selvä. EUn perussopimukset myös takaavat ihmisoikeudet. EU-sopimuksessa painotetaan nimenomaan myös turvapaikkaoikeutta. Ja kun nämä ihmiset nyt hakevat turvaa Euroopasta, on se hyvin suuressa mittakaavassa ja monet jäsenet omassa Euroopan parlamentissamme ovat kieltäytyneet ottamasta näitä vastaan ja on esitetty pelkästään rasistisia lausuntoja. Komission puheenjohtaja Juncker on monessa yhteydessä luvannut, että komissio ottaa tammikuussa asian käsiteltäväksi ja tekee päätöksen oman maani Ruotsin osalta ja suhteessa niihin maihin, jotka ovat kantaneet vastuuta vähemmän. Voiko komission jäsen vahvistaa, että näin todella tulee käymään? Eh, tak, dziękuję. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Kiitoksia puhemies. Ihan lyhyesti vastaisin kollega Kirkhopeille hän hyökkäsi Louis Michelia vastaan, koska hän suuttui, kun ei puheenvuoroa. Ja kun puhuttiin pakosta, pa, pa, olemme puhuneet jo neljä tuntia, ei ole tuhatta tapaa ratkaista tämä kriisi. Me tiedämme, mitä pitää tapahtua. Minä vetoan ja kysyn, että en enää halua nukkua ottaa lomaa. Teidän pitää nyt hoitaa asia komissiossa neuvosto. Joka päivä kuolee ihmisiä matkalla Euroopan. Me tiedämme, mikä, mitä ratkaisuja on. Kaksi lyhyttä asiaa. 10 000 lasta. Haluaisin kuulla teiltä mielellään, minkälainen toimintasuunnitelma on tekeillä, jotta heidät jäljitettäisiin ja pelastaa heidät rikollisten käsistä. Toiseksi mieheni on eri värinen iholtaan lapseni myös. Minä tunnen rasismin nousun myös omassa maassani. Mitä aiotte tehdä, jotta lopetetaan rasismi? Tähän on vain yksi vastaus. Huolehtia, että pakolaiskriisiin tartutaan. Varmistetaan, että ihmiset, jotka ovat eri värisiä iholtaan, ovat, saavat myös ihmisarvoisen tulevaisuuden täällä Euroopassamme. Kiitoksia. <coughs> arvoisa Kiitos puhemies. Me olemme kuulleet kritiikkiä Kreikkaa kohtaan, että siellä järjestelykeskusten perustamisessa on viivästelty. Varmasti meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että kun on kyse maasta, joka on ennennäkemättömän talouskriisin kourissa. Objektiivisesti ottaen on hankalassa asemassa, jotta pystyisi hallitsemaan maahanmuutto- ja pakolaisvirtoja, kun määrä on ollut kymmenkertainen vuonna 2015 verrattuna 2014. Kreikka on kovasti uurastanut, mutta sen sijaan voitaisiin ehkä katsoa, kuinka paljon Erdoganin hallinto on lupauksiaan pitänyt Euroopan unionille. Sitten ihmiset lähetetään Kreikkaan eli Euroopan unioniin ja sillä vaaditaan lisää rahaa, jotta voidaan tukea omaan taloutta. Kaikki menee oikeastaan siellä hallinnon kirstuun. EU pitäisi osoittaa todellista yhteisvaltuutta Kreikkaa kohtaan. Dziękuję bardzo. E, pan poseł Gianluca. Kiitoksia.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 tässä onkin otsakkeena pakolaiset. Puhutaan pakolaiskriisistä. Minä haluaisin siterata erästä katolista piispaa. Hän sanoi, että suurin osa näistä maahanmuuttajista ei ole pakolaisia. Muslimit eivät halua sopeutua, he eivät kykene sopeutumaan. He tulevat sota-alueelta, he haluavat hyökätä kimppuumme, he eivät halua sopeutua. Ja tällaista asiaa meidän tulee siis käsitellä. Ja me emme käsittele sitä, me emme käsittele näitä ongelmia. Sen sijaan me käsittelemme pakolaisiin kohdistuvia rikoksia. Minun mielipiteeni on se, että parlamentti antaa nyt huijata itseänsä tahallisesti tai tahattomasti. Me haluamme tarjota näille pakolaisille uuden kodin, mutta he vain hyökkäävät meidän kimppuumme. En usko, että äänestäjät haluavat meiltä tällaista. Kysynnän. E, laisvo judėjimo sistema kitaip vadinama schengen erdvė yra didžiulis. Kiitos. Henkilöiden vapaa liikkuvuus, Schengen-alue ovat merkittäviä saavutuksia Euroopan unionissa. Meidän täytyy pitää kiinni niistä. Minulla on hyvin vaikea ymmärtää joidenkin poliitikkojen lausumia, joiden mukaan meidän ei pitäisi ollenkaan puuttua näitä keinoja käyttäen tilanteeseen esimerkiksi niin, että luovuttaisiin Schengenistä joksikin aikaan. He eivät edes kerro, mitä se tulisi maksamaan. Minä haluan omalta puoleltani sanoa, että ilman kunnon rahoitusta emme pysty ratkaisemaan kriisiä. Meidän täytyy ymmärtää, että jos me emme tätä nyt tee, se tulee vielä kalliimmaksi. Meidän täytyy myös mahdollisesti miettiä mahdollisuutta jokaisessa jäsenvaltiossa palauttaa sisäinen rajavalvonta ainakin väliaikaisesti. Ja ymmärränkin, miksi jonkinlaiset jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot haluavat tätä toimia, mutta väliaikainen on ratkaisevassa asemassa tässä. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa edustaja Herman. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, haluan viitata Schengeniin. Sehän on yhteistä EU-lainsäädäntöämme josta meidän pitäisi olla ylpeitä, jota meidän nyt pitäisi puolustaa. Tämä on erittäin rohkea, innovatiivinen hanke, joka vuosien ajan on ollut tällainen ähm, käyntikortti suorastaan EUlle. Schengenin alue on vapaan liikkuvuuden pohja ja niin edelleen. Jos luovumme Schengenistä, tarkoittaisi valtavaa kustannuserää johon meillä ei ole varaa. Siksi meidän täytyisi tehdä kaikkemme, että vahvistaisimme järjestelmää. Meidän pitäisi suojella ulkorajojamme ja meidän pitäisi ryhtyä nopeaisiin, tehokkaisiin toimiin tavoitteen saavuttamiseksi. Edelleen meidän täytyy kiinnittää huomiota kumppanuuteen Turkin kanssa ja näin pyrkiä ratkaisemaan maahanmuutto-ongelma me olemme ryhtyneet tärkeisiin toimiin. Nyt meidän täytyy varmistaa, että sopimusta täytäntöön pannaan molempien osapuolien toimesta. Ana Gomes. Feira passada senti orgulho em ser portuguesa. O Parlamento Nacional... Minä olin ylpeä viime viikolla, että olin portugalilainen, koska hylättiin yksimielisesti Tanskan ehdotus takavarikoida omaisuutta tai estää perheen yhdistäminen. Sellainen politiikka vie meitä vain taaksepäin historiassa vaaralliseen suuntaan. Me tavallaan luovutamme nämä pakolaiset terroristien käsi, vaikka heitä pakenevat. Portugalissa me ottaisimme kyllä vastaan, mutta uuden sijoittamisjärjestelmässä ei ole riittävästi varoja. Meidän täytyy toimia yhdessä kautta Euroopan unionin, jotta voimme puuttua ongelmaan. Schengenin tuhoaminen ei auta asiaa. Eikä se auta myöskään pakolaisia. Se johtaisi vain suurempaan sekannukseen ja köyhyyteen, paitsi salakuljettajille, jotka tässä tienaavat eniten. Ministeriön pitäisi hävetä, kun ovat väitelleet, että aina joku muu on syypää ja aina jonkun muun pitäisi toimia. Ministerit ovat kriminalisoineet humanitaariset aktivistit ja kansalaisjärjestöt. Me olemme nyt nähneet hyvin hälyttäviä uutisia tuhansista kadonneista lapsista, jotka joutuvat ehkä kuoleman käsiin. Me emme voi jatkuvasti täyttää vain salakuttelin taskuja, jos emme kerran avaa laillisia väyliä niin, että voidaan hakemuksia ruveta käsittelemään. Brigado, bardzo. Kiitoksia. Arvoisa komissaari Haan, olkaa hyvä. Kiitokset, herra puhemies, herra ministeri, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin rouva Gressle Älyllisesti ymmärrän kyllä teidän pohdintanne täysin, että me olisimme voineet tehdä vaihtoehtoisesti jotakin muuta. Silti haluaisin sanoa kaikille lähes 150 puhujalle sydämelliset kiitokset tästä hyvin ajankohtaisesta keskustelusta ja kunnioitan ennen kaikkea niitä, jotka ovat olleet paikalla alusta asti keskustelua kuuntelemassa. Olemme varmaan samaa mieltä siitä, että ne maat, jotka ovat välittömässä Syyrian läheisyydessä ja kantavat suurimman osan pakolaistaakasta, ansaitsevat apua meiltä. Autamme näitä maita siksi, emme suinkaan kyynisestä näkökulmasta, vaan hyvin inhimillisestä näkökulmasta. Autamme siis, jotta ne, jotka voivat jäädä tuolle alueelle pakolaisina, myös ne, jotka ovat Syyrian sisäisiä pakolaisia. Siinäkin puhutaan 7-8 miljoonasta ihmisestä. Juuri näitä ihmisiä on autettava taloudellisesti, jotta he voivat jäädä alueelle niin, että kun toivottavasti rauha koittaa maassa jo pian, he voivat palata ja auttaa maan jälleenrakentamisessa, koska sekin on juuri sitä vakautta, jota tuolla alueella tarvitaan. Kyseessä on maa, jossa on 23 miljoonan väestö. Se pitää voida rakentaa jälleen uudelleen ja on huolehdittava siitä, että ainakin osan maasta palaa rauha jälleen. Ja siksi joka ikinen euro, jonka me tähän investoimme, ei Turkissa, vaan myös Libanonissa, äh, Jordaniassa, osassa Syyriaa, osassa Irakia. Kaikki tämä raha on hyvin sijoitettua rahaa Euroopan unionin näkökulmasta ja sanon tämän aivan erityisesti joidenkin valtiovarainministerien suuntaan, jotka ehkä näkevät tilanteen hiukan toisin. Sitten tuo Turkki-fasiliteetti, kolme miljardia. Tilanne on se, että koska jäsenvaltioiden keskuudessa oli hyvin erilaisia näkemyksiä ja ongelmia. Komissio katsoi, herra Böge, palaan kyllä vielä teidän kritiikkiinne, siitä, että kahdeksi vuodeksi tähän lisätään miljardi ja tehdään tilanteesta hiukan helpompi, että jäsenvaltioiden on helpompi saada tuo kaksi miljardia kasan. Kyseessä on tällainen varanto ajatus. Ei niin, että nämä kolme miljardia virtaisivat Turkkiin heti, vaan nämä kolme miljardia ovat kahden vuoden ajalle maksimi ja niiden avulla on määrä saada kaikki Turkille aiheutuneet pakolaisvirrasta syntyneet taloudelliset taakat hiukan helpottumaan annamme tämän varan siihen tarkoitukseen. Eli varat on ehdottomasti käytettävä Turkissa ainoastaan syyrialaisten pakolaisleireissä. Kyseessä ovat koulutustoimet, terveydenhuolto, majoituksen turvaaminen. Ja hyvin tärkeää on se, että me hallinnoimme tätä rahaa. Meidän pääosastomme työntekijät hallinnoivat sitä. Eli Turkilla on kyllä konsultointistatus. Totta kai siltä kysytään, missä ja kuinka varat voidaan tehokkaimmin käyttää, mutta itse hallinnointi, management jää meille. Ja varat myös käytetään arvioinnin pohjalta josta päätetään helmikuun puolivälissä. Selvitetään missä, kuinka ja missä määrin näitä tarpeita on todellisuudessa olemassa. Nämä kolme miljardia ovat vain yksi elementti toimintasuunnitelmassa, jonka tarkoituksena on saada suhteet Turkin kanssa uudelle perustalle. Sanon tämän siksi, että vaikkei asiasta tänään keskusteltukaan, yleisessä keskustelussa on viime päivinä usein kritisoitu sitä, että me emme puutu ihmisoikeusrikkomuksiin tai siihen, että perusoikeuksia ei kunnioiteta. Että me puutu tähän kaikkeen eurooppalaisina, voin vain vakuuttaa teille, että nimenomaan kappaleiden 23 ja 24 neuvottelujen valmistelussa ei millään lailla jousteta millimetriäkään näistä perustavanlaatuisista seikoista oikeusvaltioperiaatteesta. Ne ovat perustavanlaatuisia, niistä ei tingitä pätkääkään. Ja minä toivoisin, että meillä olisi yksinkertaisempia ja läpinäkyvämpiä rahoitusmekanismeja, mutta suoraan sanottuna meillä on tässä se haaste, että autammeko me vai jäämmekö vain käymään institutionaalista keskustelua lisäbudjeteista ja niin edelleen. Kysymys on oikeastaan, lähetetäänkö palokunta sammuttamaan tulipaloa vai järjestetäänkö iso tarjouskilpailu siitä, minkä kokoiseen tulipaloon joskus kukakin ja mikäkin taho laitetaan. Eli nämä varat tarvitaan, ne on annettava käyttöön ja kiitän siitä, että tämä on myös saatu näin hienosti aikaan. Yksi kohta, johon ehkä vielä ystäväni Dimitris Amapolos puuttuu, eli näiden pakolaisvirtojen koostumus Länsi-Balkanilla. Se on muuttunut huomattavasti viime viikkoina ja kuukausina ja nyt voimme jo todeta, että 40 prosenttia tai alle 40 prosenttia näistä pakolaisista on syyrialaisia, muut ovat peräisin muista maista. YK on pakolaiskomissaari on vasta viime keskiviikkona todennut minulle, että 45 prosenttia afgaanipakolaisista, joita saapuu Kreikkaan, on jo syntynyt Iranissa. Ei voitane lähteä siitä, että kyse on pelkästään vauvoista. Eli näin pakolaisvirtojen monimutkaisuus on saavuttanut ulottuvuudet, joita on käsiteltävä poliittisesti. Ja vielä viimeinen seikka, hyvät naiset ja herrat. Kaikissa meidän neuvotteluissamme me voimme toimia vahvasta asemasta ainoastaan, jos kykenemme varmistamaan, omat rajamme ja sen tuleekin olla meidän tärkein painopistealueemme, sillä ainoastaan näin me voimme pitää yllä Schengeniä, sellaista Schengeniä, josta meidän kansalaisemme ovat jo paljon hyötyneet. He ovat siihen tottuneet nimenomaan Keski-Euroopassa. He ovat tottuneet rajattomaan liikkuvuuteen, siitä on tullut heidän päivittäistä elämänsä. Eli kaikkein tärkein painopistealue on ulkorajojen varmistaminen ja toivon, että neuvostossa voidaan päästä sellaiseen neuvottelutulokseen, joka perustuu komission ehdotukseen ja että mahdollisimman pian saamme aikaan selvän tuloksen ja voimme lähteä tätä kaikkea toteuttamaan. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitoksia komission ja sen seuraavaksi komissiosta komissaari Andropoulos. Olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. President. Um, Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin esittää kiitokseni hedelmällisestä maratonkeskustelusta ainakin pituudeltaan Se oli kuitenkin erittäin hyödyllinen keskustelu. Olen kiitollinen siitä, että me kaikki tähtäämme samaan tavoitteeseen. Kunnioittaa Euroopan arvoja, kunnioittaa myös pakolaisten oikeuksia, takaamalla sen, että me pidämme kiinni Schengen-alueesta. Ehkä se on kaikkein koodituntivimpia tavo- saavutuksia yhdentymisessämme. Komissio ei epäröi hetkeäkään käytäkseen kaikkia käytettävissä olevia keinoja, ja kuten on ihan selväksi tehty se tänäänkin täällä. Muutama sana kreikaksi. Kreikkalaisille edustajaystävilleni. On, sanomattakin on selvää, että kaikki Schengen-alueen jäsenvaltiot joutuvat täytäntöönpanemaan säännöstöä. Sehän nyt on perusperiaate. Eli kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tätä noudattaa. Mutta haluan nyt tehdä vielä kerran aivan selväksi, että ei ole koskaan ollut kysettäkään siitä, että jokin jäsenvaltio jätettäisiin Schengen-alueen ulkopuolelle, jos se on alueen jäsen. Ei sitä ole ollut puhettakaan. Paljon on tuotu esille erilaisia puutteita. Ne puolestaan liittyvät pakolaisvirtoihin. Varmasti kaikki ymmärtävät tämän. Me voimme selvitä niistä jäsenvaltioiden tuella yhteisvastuun hengessä komission avustamana. Ja totta kai me välillisesti tai suoraan olemme Kreikan rinnalla, kuten muidenkin jäsenvaltioiden rinnalla, jos sielläkin paineita on. Haluan tätä tähdentää, että tämä tulee aivan selväksi. Nyt jatkan englanniksi. Haluaisin sanoa muutaman sanan myös vastatakseni G. Verhofstadtille, mitä hän sanoi aivan alussa. Me haluamme nyt järjestelykeskusten myötä hyödyntää nopean toiminnan keinoa, jota Verhofstadt esitti perustettavaksi, eli saataisiin operatiivisia järjestelykeskuksia EASO, Frontex, Europol ja jos tarpeen on Eurojust olisivat tässä mukana. Kaikki ne jo tekevätkin paikan päällä työtä myös kansainvälisten järjestöjen kanssa. Näin voidaan tunnistaa, rekisteröidä ja ottaa myös Mahmutelta somenjäljet. Komissio on myös paikan päällä pyrkinyt parantamaan koordinaatiota. Kukaan ei halua tulla noin vain rajan yli. Me haluamme tehdä tämän jäsenvaltiolle selväksi. Mutta yhteisvastuun nimissä jäsenvaltioiden täytyy tarjota tukea myös eturintamassa, jotta voidaan selvitä tästä ennennäkemättömästä paineesta jäsenvaltioiden itse määrämisoikeus kyllä taataan perussopimuksiin nojautuen. Kyllä, viipeitä on ollut, mutta strategian sisältyy myös ajatus strategian muuttamiseksi, mutta ei vain panikin nimessä. Siksi olenkin kovasti samaa mieltä siitä, mitä kuultiin lipevaliokunnan puheenjohtajan Claude Moraisen puheenvuorossa. Me voimme onnistua, voimme vain onnistua yhdessä. Kreikka on vauhdittanut täytäntöönpanoa. Tämän tyyppinen keskustelu lähettää myös kaikille hallituksille oikean viestin, että ne hoitaisivat myös oman osuutensa. Komissio kyllä jatkaa omalla puolellaan. Me emme luovu kokonaisvaltaisen lähestymistavan täytäntöönpanemisesta liittyen maahanmuuttoon strategian. Jo maaliskuussa me julkaisemme tiedonhallinnan maahanmuuton hallinnasta ja jatkamme sen pohjalta. Maaliskuussa tarkoituksena on myös tehdä uusi esitys älykkäiksi rajoiksi. Me aiomme esittää myös kunnianhimoisen paketin maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi, mukaan lukien myös Laplin järjestelmän uuden tarkastelu uudelleensijoittamisjärjestely ja laillisen maahanmuuton järjestely, mukaan lukien sininen kortti, ovat osa myös tätä pakettia. Minä luotan Euroopan parlamentin täyteen tukeen, kun ehdotuksia valmistellaan, kuten olen aikaisemminkin todennut. Kaikkien osat hoidettava oma osuutensa. Ei voi panna päätä pensaaseen yksinkertaiset ratkaisut eivät auta, kun niitä ei ole. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne, kun hahmotellaan ehdotuksia. Työsarkaa riittää, tehdään se yhdessä. Kiitos. Eh, Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi Euroopan neuvoston puolesta ministeri Kunders. Uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat komissaarit, parlamentin jäsenet. Ensin haluan sanoa, että arvostan lukuisia kommentteja, joita tässä kuulimme. Ymmärrän kyllä turhautumisen, jota täällä monet jäsenet ilmaisivat eri poliittisista ryhmistä. On selvää, että turvapaikanhakijoiden virran hallinnointi, hallinnointi on tällainen stressitesti maillemme, meille kaikille, ja kun ajatellaan luottamusta yhteiskunnissamme sisäisesti ja ulkoisesti, ja minun mielestäni ei kannata käyttää turvapaikkakeskustelua poliittisiin tarkoitusperiin kapeakatsoisesti. Meillä ei ole varaa tällaiseen syyttelyä on helppo pelätä, pelata. Todellisuus kuitenkin on varsin monimutkainen humanitaarinen ongelma. Minun mielestäni eurooppalainen yhteistyö ja solidaarisuus on edelleenkin avainasemassa, mutta olen samaa mieltä monien kollegojen kanssa täällä, jotka sanovat, että on hyvä että on paljon paperia, paperilla tavaraa, mutta miten tämä kaikki muuttuu käytännön toiminnaksi. Joka tapauksessa puheenjohtajavaltio on ollut äärimmäisen aktiivinen jäsenvaltioiden kanssa olemme muuttaneet päätelmiä käytännöksi Turkin kanssa, rajatoiminnassa, Balkanilla, kumppanuudessa Libanonin ja Jordanin kanssa. Rova Piri sanoi, että ajatellaan läpi sellainen malli, joka lopettaa tällaisen kyynisen tavan toimia, jota ihmisalakauppiat harjoittavat ja miksi ihmiset merillä kuolevat. Tämän pitää loppua. Ja tämä on kyllä hiukan monimutkaisempaa kuin luulimme mutta jaan tämän turhautumisen, jota täälläkin on tunnettu asiasta. Ihmisiä kuolee edelleen merellä. Ehkä ei vielä mitään valkoista savua nouse, mutta pessimistinen paniikki ei tässä myöskään auta. Ei ole mitään syytä myöskään itsetyytyväisyyteen. Muutama sana arvoista, muutama sana järjestelykeskuksista, kysymyksistä, joita tuli esiin ajatellen Schengenin tulevaisuutta ja tästä periaatteesta koskien palauttamiskieltoa ja sitten Turkki-kysymyksestä. Ensinnäkin arvot. Minun mielestäni, mitä täällä suurimmissa, suurimmissa osassa puheenvuoroja todettiin, vaikka ei kaikissa, niin olemme tässä läpikäymässä arvojen stressitestiä Euroopassa. Meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että emme voi levätä tässä asiassa. Neuvosto on täysin tietoinen vaikeasta pakolaistilanteesta, jotka massiivisesti pakenevat sotatilaa, maahanmuuttajat taas, jotka muista syistä ehkä pyrkivät Eurooppaan ja me teemme kaiken mahdollisen parantaaksemme heidän tilannettaan. Herra Pitellä taisi puhua juuri tästä. Nämä ovat meidän arvojamme, jotka ovat nyt pelissä, mutta arvo, arvoja ei ole käytännössä niin helppo toteuttaa, koska se johtaa yhteenottoihin pelkoon yhteiskunnassa ja samoin reagoidaan tällaiseen pelkoon ja siksi meidän pitää tasapainottaa erilaiset identiteetit, joita löytyy yhteiskunnistamme niin, että se sopii demokraattisiin arvoihin. Me voisimme puhua tästä paljon pidempään, mutta tämä asia on kuitenkin ihan erityisen tärkeä ymmärtää. Se on avainkysymys. Yhdessä meidän pitäisi yrittää saada aikaan konsensusta asiasta. Olen kuullut paljon vastakkaisia näkökulmia. Sekin on ihan legitiimiä, mutta kuitenkin tämä on yhteinen ongelma. Täytyy etsiä ratkaisuja yhdessä. Sitten ulko politiikka, ulkoiset arvot. Voin ottaa esiin joitakin toimenpiteitä, jotka on jo hyväksytty. Tuki EU-budjetista ja jäsenvaltiosta, että autettaisiin YK pakolaisviranomaista leireillä, pakolaisleireillä ja voidaan toimia lähellä ihmisten kotimaita, Jordania, Libanon ja Turkkia. Minä juuri eilen tulin Addis Abebasta, jossa keskustelin Afrikan unionin kanssa. Myös neuvotellaan siitä, miten käytännössä voimme jatkaa Valetan sopimusta. Komissio antaa lisätukea kumppaneille, jotka tekevät työtä alkuperä- ja kauttakulkumaissa EUn ulkopuolella. Näiden toimien lisäksi EU antaa panoksensa kehittääkseen turvallisia, kestäviä vastaanottojärjestelyitä kyseisillä alueilla ja tarvitaan myös oikeat menettelytavat pakolaisille ja perheille ennen, jotta he pääsevät palaamaan mahdollisesti kotimaihinsa. Ja ehkä pitäisi myös hyväksyä toimenpiteitä, joilla parannetaan heidän tilannettaan. Paljonkin tästä vielä voitaisiin sanoa kriisin alkuperästä myös voidaan puhua, mutta jätetään tämä nyt toiseen keskusteluun. Uskon, että tulemme puhumaan Syyriasta ja konfliktien ratkaisusta siellä. Sitten näistä järjestelykeskuksista kyllä aivan totta, että tämä on edennyt liian hitaasti. Kaikki varmasti olemme tästä samaa mieltä, mutta järjestelykeskukset ja verkost, niiden verkostot Kreikassa ja Italiassa ovat aivan ydinkysymykset, joita voidaan helpottaa maahanmuuttopainetta ja tunnistaa ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka todellakin tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja voidaan myös helpottaa sisäisiä toimia. Hyvin toimivat järjestelykeskukset voivat mm, katkaista tavallaan maahanmuuttovirtoja. Neuvosto odottaa komissiolta arvi, arviota järjestelykeskuksissa, jossa päivitetään tietoa, jota esitettiin joulukuussa viime vuonna. Ja neuvosto itse valvoo tilannetta paikan päällä niin sanottun IPCR-raportin kautta. Olemme varsin aktiivisia tällä hetkellä, koska tämä nyt on haasteena. Jos haluaa muuttaa julkilausumat toiminnaksi, silloin pitää olla todella pragmaattinen. EU:ssa olemme tottuneet pit- pidemmän aikavälin kehitysapuun ja muuhun. Tässä meidän pitää reagoida välittömästi ja järjestelmämme eivät välttämättä ole tällaisen tottuneet, että tätä kaikkea pitää muuttaa ja pitää toimia aivan konkreettisesti. Tällä tavalla uskoakseni voimme vastata myös joihinkin legitiimien arvosteluihin asioista, jotka etenevät liian hitaasti ilman, että ennakoi mitenkään komission tulevaa raporttia, mutta kesän jälkeen on kuitenkin edistytty. Tämäkin pitäisi tunnustaa. Italiassa kaksi uutta paikkaa saatiin muun muassa Sisiliaan ja Kreikassa. Pyritään varmistamaan, että kaksi järjestelykeskusta toi, saavat, tulevat toimintakykyisesti pian. Sitten vastaanottokyky Kreikassa ja Italiassa mielestäni on kasvanut mukaan lukien jäsenvaltioiden antama tuki ja erityinen e- erityiset YK-virastot, jotka toimivat myös apuna. Emme ole vielä päässeet tarpeeksi pitkälle, mutta meidän pitää jatkaa näitä ponnisteluita sitoumuksella ja odotamme, että neuvostos antaa vahvan viestin kaikille osapuolille, jotta voitaisiin edetä nopeasti vastaanotossa ja tunnistamisessa koskien pakolaisia ja maahanmuuttajia. Sitten sormenjäljistä, niin Italia juuri on kertonut, että sillä on 100, jos se täyttää sataprosenttisesti rekisteröintivaatimukset erittäin merkittävää edistystä. Pitää myös varmistaa, että näin tapahtuu järjestelykeskuksissa. Kreikka on kertonut, että maahanmuuttajat voivat jättää järjestelykeskukset vain lautalla jos ovat esittää rekisteröintipaperit. Kreikka on ryhtynyt eri toimiin, jotta lisättäisiin asiakirjojen turvallisuutta ja varmuutta ja varmistetaan, ovatko maahanmuuttajat todellakin rekisteröityjä. Kreikan pitäisi myös saada lisää Eurodac-laitteistoa tätä varten. Paljon kysyttiin Schengenistä, se on ihan oikeinkin, koska se on yksi menestystarinoista, kulmakivistä koko EU-yhteistyössä, eli jopa integraatiossa. Jatkuva maahanmuuttajavirta viime kuukausina on saanut maat asettamaan väliaikaiset rajavartiostot, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Suomi, Saksa ja niin edelleen. Tämä väliaikainen rajavartio, rajavalvonta sopii tavallaan Schengenin lainsäädännön kanssa yhteen. Sieltä tiukat ehdot ja otetaan huomioon, syntyykö tästä vakava uhka julkiselle turvallisuudelle, jonka tämä väliaikaiset testit tämä on selkeä kysymys. Maahanmuutto ei ole kasvanut. Mm, on tällaiset maksimiaikarajat, jolloin rajakontrolli voidaan har, harjoittaa. Ja tässä pitää hyväksyä, hyväksyä neuvoston päätös Schengenin säädösten mukaisesti skenaario, joka tarkoittaa monimutkaista arviointimekanismia Schengen-järjestelyssä. Tämän skenaarion pitäisi johtaa eri toiminnoilla, voidaan suojella sitä, miten Schengen-alue toimii, schengen toimii. Tämä järjestelmä on todella tärkeä EU-ssa ja yksi suurimmista saavutuksista, niin kuin jo sanoin. Tältä pohjalta EUn sisäministerit keskustelevat asiasta epävirallisesti Amsterdamissa 25. 26 tammikuuta ja laajaa tukea oli sille, että kehotettaisiin komissiota laatimaan ehdotus suosituksista ja artiklasta 36 Schengenin rajasäädöstöä. Me olemme sitoutuneita jäsen puheenjohtajavaltiossa varmistamaan Schengen-järjestelmän me teemme kaikkemme löytääksemme yhteistyössä komission kanssa ja, ja parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa oikeat ratkaisut tämänhetkisen ongelmiin. Sitten palaan tähän palauttamiskieltoperiaatteeseen. Tästä puhuttiin aika paljon. Tämä tietenkin on edelleenkin avainperiaate politiikassamme voidaan helpottaa maahanmuuttopainetta rajamailla ja varmistetaan kolmansien kansalaisten tunnistaminen, jotka todellakin tarvitsevat kansainvälistä suojelua, niin tässä neuvosto pyrkii tekemään järjestelykeskus toimiviksi ja nopeuttaakseen öö, uudelleen sijoittamismekanismit, jotka hyväksyttiin 2015. Tässä yhteydessä tietenkin palauttamiskieltoperiaate on äärimmäisen tärkeä kysymys ja periaate. Turkista sanoisin, että EUn laatima turva, lista turvallisista maista, niin kuin monet täällä sanoivat, on todella monimutkainen kysymys, josta neuvosto ja muut tällä hetkellä neuvottelevat. Loppupäätös tietysti pitää saada myöhemmin aikaan perustuen tarkkoihin arviointeihin ja analyyseihin EUn ja Turkin yhteistä toimintasuunnitelmasta. Neuvosto hyväksyi sen lokakuun kokouksessaan. Niin kuin tiedätte, tämä on kattava yhteistyötä, joka perustuu jaetulle vastuulle, keskinäiselle sitoumukselle ja konkreettisille tuloksille. Tämä, tämä, tämä ei tarkoita sitä, että rahaa välttämättä lähetetään Turkin hallitukselle, eihän näin todellakaan ole. Olemme vasta työstämässä asiaa Turkin hallituksen kanssa ja pyrimme varmistamaan, että tämä ei ole mikään avoin shekki Turkille, vaan tarvitaan sellaisia ohjelmia, jotka helpottavat pakolaisten tilannetta Turkissa. Albright taisi sanoa MFF, sen rahoituskeskukselle. Meillä oli viime viikolla Amsterdamissa kokous ja monet puhujat sanoivat, että maahanmuuttokriisi osoittaa, että tarvitaan suurempaa joustoa EU-talousarvioon ja näin me saisimme tarvittavat voimavarat, jotta voidaan vastata odottamattomiin haasteisiin ja halusimme viedä tätä asiaa eteenpäin tietenkin. Äh, puheenjohtajakautemme aikarajoissa. Katsotaan, miten voimme valmistella ja saada aikaan suurempaa joustoa budjettiin, jota niin kipeästi tarvitaan tämän kriisin tilanteessa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia ministeri tästä kannatusta. Tämä lopettaa keskustelun.